Die Sitzung ist eröffnet. Einen schönen guten Morgen. Istunto on avattu. Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme istuslistan ensimmäisellä kohdalla, joka on komission julkilausuma komission työohjelmasta vuodelle 2020. Ja annan ensin puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Sefcovicille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On todellinen kunnia saada olla täällä tänään keskustelemassa kanssanne ensimmäisestä komission työohjelmasta Ursula von der Leyenin johdolla, jonka hyväksymme siis eilen. Tämä on vuoden 2020 työohjelma on kahdestakin syystä tärkeä. Ensinnäkin siitä syystä, että se ei ole pelkästään pohjana työllemme, ensimmäisen vuoden aikana, vaan koska se asettelee myös ne tavoitteet, joita meillä on seuraavalle viidelle vuodelle. Katsotaanpa ensinnäkin äh, sukupolvemme suurinta haastetta, ekologinen ja digitaalinen siirtymä, joka heijastuu kaikissa eri yhteiskuntamme osioissa. Toiseksi siitä syystä, että se on käynnistänyt erityisen suhteen Euroopan parlamentin kanssa, jos sopii, aloitan tästä toisesta kohdasta, joka on sekä toimielimellisesti että poliittisesti tärkeä kohta ja minulle erityisen tärkeä. Vuoden 2020 työohjelman hyväksyntä on ollut yhteinen työ. Euroopan parlamentin työpanos, teidän panoksenne on joka vaiheessa otettu huomioon. Te olette olleet äärimmäisen tärkeässä asemassa määrittelemässä nämä poliittiset suuntaviivat ja nyt näissä suuntaviivoissa, joissa ohjelmoimme ö, toimintaamme. Tänä aikana minulla on ollut mahdollisuus keskustella eri prioriteettialoista teidän kanssanne. Pääaskeleena tässä prosessissa oli puheenjohtajakokous ja Euroopan komission varapuheenjohtajan tapaaminen. Se tarjosi hienon mahdollisuuden käsitellä prioriteettejamme ja odotuksiamme ja varsinkin arvostaa, arvostin äh, näiden keskustelujen ilmapiiriä. Puheenjohtajakokouskeskustelu puheenjohtaja von der Leyenin kanssa hienosääti tätä ohjelmaamme ja se käytiin nyt juuri tiistaina, niin kuin tämä ohjelma hyväksyttiin eilen. Eli tämä selkeä ja erityinen kumppanuus on osoittanut sen, miten tärkeä asia on kyseessä. Ja näin katamme myöskin koko poliittisen syklin tämän uuden lähestymistavan avulla. Jos sallitte, nyt ryhtyisin käsittelemään ensimmäistä kohtaa, eli vuoden 2020 työohjelmamme sisältöä. Meillä on 43 eri poliittista tavoitetta tai pakettia. Näistä 28 aloitetta on lainsäädännöllistä. Ne mahdollistavat sen, että voidaan riittävästi tarjota aikaa niiden hyväksynnälle Lisäksi tarkastelemme kaikkia sellaisia päätöksiä, jotka ovat tulossa parlamentin kautta ja otamme parlamentin ehdotukset huomioon. Tässä tapauksessa ehdotamme 32 poistamista. Osa niistä ei mainitse uuden komission poliittisia tavoitteita. Joidenkin kohdalla pyrimme tehokkaampaan täytäntöönpanoon, jotta päästäisiin samoihin tavoitteisiin. Ja lopuksi tämän Refit-ohjelman puitteissa olemme tunnistaneet 44 lainsäädännön osiota, joita tulee uudelleen tarkastella. Arvoisat parlamentin jäsenet, olemme jo esitelleet teille eurooppalaisen vihreän ohjelman tiedotuksemme, uuden kasvustrategiamme ja eurooppalaisen investointisuunnitelman, kuten myöskin oikeudenmukaisen siirtymämekanismin, joiden avulla voidaan tukea niitä alueita, joihin energiasiirtymä vaikuttaa voimakkaimmin. Seuraava kohta koskee ilmastoa, ilmastolainsäädäntöä, jossa ehdotetaan sitovaa ilmastotavoitetta Euroopan unionille vuoteen 2050 mennessä. Teemme vaikutusanalyysin kesään mennessä. Tavoitteena on saada se valmiiksi Glasgown konferenssia varten, joka pidetään lokakuun lopussa. Aiomme myös piankoin ehdottaa vuoden 2030 biodiversiteettistrategiaa, jonka avulla on tarkoitus suojella luonnonympäristöä ja asettaa tavoitteet neuvotteluihin, kuten myöskin ottaa huomioon pellolta pöytään strategia, EU-strategia ja kattava strategia, joka kattaa kestävän ja älykkään liikkuvuuden. Eurooppalainen ilmastopaketti mahdollistaa sen, että voimme yhdistää kaikki nämä ponnistelut, ottaa mukaan alueelliset tahot, kansalaisjärjestöt, koulut ja yksilöt. Eilen hyväksyimme 5G-tiedotteemme ja aiomme piakkoin esitellä uuden eurooppalaisen datastrategian ja valkoisen kirjan, joka koskee tekoälyä. Meidän tavoitteenamme on suojata perusoikeuksia, mutta samalla haluamme, että teollisuutemme kykenee toimimaan tekoälyn parissa ja innovoimaan. Digitaalisten palveluiden lainsäädäntö piakkoin tulee vahvistamaan digitaalisia palveluita ja tarjoaa pienemmille yrityksille juridista selkeyttä ja tasaveroisen toimintaympäristön päivittämällä puitteiston ja ottamalla huomioon myös yritysverotusjärjestelmät. Komissio on pyrkinyt tässä kaiken kattavaan järje- ratkaisuun ja tässä tavoitteena on saada aikaiseksi eurooppalainen ratkaisu. Tämän kanssa rintarinnan aiomme esittää myös uuden taitostrategian, Taloudessa me asetamme esille erityisesti yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden siirtymissä digitaalitalouteen ja vihreään talouteen. Ja keskitämme kaiken politiikan mukaan lukien eurooppalaisen ohjausjakson sisällyttämällä siihen yhdistyneiden kansakuntien kehitysstrategian. Työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä pyrimme työstämään aloitetta, jonka avulla taataan oikeudenmukainen minimipalkka työntekijöille EU-ssa samalla kunnioittaen jokaisen jäsenvaltion erityistilannetta. Komissio aikoo myös paljastaa taloudellisen hallinto-ohjelmansa ja esittää katsauksen siihen, millä tavalla verosäännöt ovat toimineet viime vuosina. Tämä katsaus käynnistää laajat neuvottelut jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa, joiden tavoitteena on tarkastella eri tapoja, joiden avulla voidaan parantaa taloushallintoa Euroopan unionissa. Aiomme pian hyväksyä myös toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on syventää pääomamarkkinaunionia pureutua sääntelyesteisiin unionissa ja varmistaa se, että PK-yrityksillä on pääsy rahoitukseen ja tästä tulee osa meidän laajempaa PK-yritysstrategiamme. Pankkiunionin loppuunvienti ja laajamittainen puitteisto, jonka avulla tämä voidaan tehdä, kuten myöskin eurooppalaiset nuorisotakuut ja työttömyyssuunnitelmat ovat osa prioriteetteimme josta voisimme tehdä geopoliittisesta tilanteestamme realiteettia. Pyrimme viemään eteenpäin arvojamme, viedä eteenpäin eurooppalaisia arvojamme oikeudenmukaisessa kaupassa. Aiomme lisätä yhteistyötämme länsi alueen kanssa ja ottaa käyttöön myös uuden itäisen naapurussuhteen Käynnistämme myös pian kattavan Afrikastrategian yhteisen kumppanuudemme pohjaksi. EUn ulkopolitiikan tulisi selkeästi ottaa demokratiaan, hyvän hallintotapaan, ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Tässä suhteessa on tärkeää myös vahvistaa niitä sääntöjä, jotka pohjautuvat moniväliseen järjestykseen. Ja aiomme esittää uusia ehdotuksia, joiden avulla päivitetään säännöksiä VTOssa. Tänä keväänä aiomme esittää uuden maahanmuutto- ja turvapaikkapakettimme, joka on kattava lähestymistapa, joka kattaa kaikki eri näkemykset myös rajavalvonnasta tuonne sisä- ja ulkopolitiikan yhteensopivuuteen. Samalla pyrkimme viemään eteenpäin eurooppalaista elämäntapaa, johon me esittää integrointi- ja kotouttamistrategiamme. Tämän lisäksi haluamme esittää uuden turvallisuusstrategian, sen digitaaliset ja fyysiset näkökohdat, sillä nämä ovat saman yhden kolikon kaksi eri puolta. Yksi lipulevaloitteistamme on myös Eurooppa torjuu syöpää ohjelma, jossa tuetaan jäsenvaltioita eh, syövän torjunnassa ja hoidossa. Aion myös viitata yhteiseen toimemme kolmen toimielimen välillä ja läheisen yhteistyöhön kansallisten parlamenttien ja muiden kumppanimme kanssa, kun aiomme järjestää konferenssi, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta. Olemme tällä hetkellä rakentamassa sen soveltamisalaa ja rakennetta. Vuonna 2020 loppuun mennessä aiomme esittää Euroopan demokraattisen toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon poliittinen kampanjointi, vapaa media ja ilmaisunvapaus. Perusoikeuksien suhteen teknologian täytyy palvella kansalaisia eikä toisinpäin. Ja tästä syystä komissio aikoo päivittää perusoikeuskirjaansa niin, että se puuttuu myös tekoälyn ja kasvotunnistamiseen liittyviä uusia asioita. Lopuksi oikeusvaltioperiaatteessa komissio aikoo intensifioida ennaltaehkäisevää työtään ja esittää ensimmäisen oikeusvaltioperiaateraporttinsa, joka arvioi tilanteen jäsenvaltioissa. Tässä on selkeä metodologia taustalla ja muodostaa tulevan työn pohjan, kun käsitellään oikeusvaltioperiaatetta. Lisäksi olemme työstämässä strategista ennakointia ja käytämme mm, alussamme olevia tietoja, kun tarkastelemme tulevaisuutta ja pyrimme luomaan politiikkaa sen suhteen. Tässä suhteessa olen jo luonut strategisen ennakoinnin verkoston komission kanssa ja olen teidän kanssanne hienosäätämässä, kuten myöskin jäsenvaltioiden ja muiden kumppanien kanssa hienosäätämässä yhteistyötä tässä suhteessa. Luotan äh, yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa. Arvoisat jäsenet, Tämä oli nopea katsaus niihin eri aloitteisiin, jotka sisältyvät meidän 2020 työohjelmaan. Tähän meni vähän enemmän kuin 10 minuuttia, mutta halusin osoittaa teille sen, että me todella saamme aikaiseksi tuloksia. Eli Meillä on kunnianhimoinen realistinen tavoite yhteisille prioriteeteillemme ensimmäisen toimintavuotemme aikana. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ylläpidettävä tuleva kumppanuus on uusi haasteemme seuraavien vuosien aikana. Eilen olin täällä erittäin kanssa jäähyväistilaisuudessa haluamme vakuuttaa teille sen, että me olemme sitoutuneet mahdollisimman suuren avoimuuteen sekä neuvotteluprosessissa suhteessa Euroopan parlamenttiin. Yhdessä komission kollegoiden kanssa työskentelemme yhdessä yhteisen luottamussuhteemme parissa ja teemme tästä ohjelmastamme konkreettisia toimenpiteitä. Meidän täytyy toimia yhdessä, jotta voimme saada aikaiseksi nykyaikaisen pitkän aikavälin budjetin, joka vastaa yhteisiin haasteisiimme. Ja tästä eteenpäin meidän tulee kaikkien vahvistaa lainsäädännöllistä työtä, jotta voimme saada nämä prioriteetit toteutettua. Yhteinen julkilausuma, joka koskee lainsäädäntöprioriteetteja, toimii konkreettisena suunnitelmana yhteiselle työllemme, jossa kaikki toimielimet ovat mukana. Tämän jälkeen meillä on sitten ensimmäinen monivuotinen suunnitelma, joka myöskin ottaa huomioon tämän yhteisen Eurooppa-strategiamme. Kiitoksia, hyvä puhemies, ja jään mielelläni odottamaan täällä puheenvuoroja. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron EPP-ryhmälle kollega Olbrichtille. Olkaa hyvä. Panie komisarzu, Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. EPP-ryhmä tukee laajasti komission työohjelmaa 2020. Asiakirja, joka meillä on ollut luettavana, ellei se nyt ole tällä välin muuttunut, on hyvä tietolähde meille koskien sitä, mitä komissio aikoo tehdä erityisesti vuonna 2020. Meille oli tärkeää, että että tämä asiakirja ei ole vain kauniita sanoja, vaan että siinä myöskin on täsmällisempää tietoa. Nyt elämme vaalien jälkeistä aikaa ja meidän täytyy käsitellä komission päätökset mutta haluaisin korostaa sitä, että eräät meidän ehdotuksistamme, parlamentin ehdotuksista on otettu tähän tekstiin mukaan, vaikkakin hiukan erilaisessa muodossa. Toivon siis, että keskusteluidemme tulos myöskin heijastuu tuossa yhteisessä julkilausumassa, jonka kolme toimielintämme tulevat antamaan ja sitten myöhemmin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä asiakirja on tärkeä, sillä siinä on mukana uutta tietoa koskien käynnissä olevia hankkeita tai projekteja. Tämä on ikään kuin diplomaattinen ähm, kehotuksen äh, sana Euroopan parlamentille tämä toteamus tehdä nopeampaa työtä. Ja me toivomme, että kaikki toimielimet voivat tehdä työnsä kyllin nopeasti. Komissio haluaisi olla geopoliittinen komissio. Meillä on jonkin verran hankaluuksia Euroopassa ja ne ovat ähm, sisäisiä luonteeltaan, mutta niillä on myöskin ulkoisia seuraamuksia. Esimerkiksi olemme täysin samaa mieltä siinä, että peruskysymykset edessämme nyt ovat uusi vihreän kehityksen ohjelma ja koko digitaalinen työkenttä. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että teidän ähm, uutta vihreä ohjelmaa esittelevässä asiakirjassanne te viittaatte sellaisiin seikkoihin, jotka ovat meillekin hyvin tärkeitä, esimerkiksi metsänhoito ja metsätalous, mutta kuitenkin eh, Tämän lisäksi asiakirjassa on muitakin, eh, muutakin sisältöä kuin vain siirtymä rahastoon liittyvää. Se käsittelee syvällisesti muitakin kysymyksiä. Ja tämä mielestämme on hyvä asia. Mitä sitten tulee tähän niin kutsuttuun digitaaliseen talouteen? Te puhut tekstissänne myöskin tutkimuksesta ja kehityksestä ja muista seikoista. Tämä on hyvä suunta. On hyvä tarkastella asioita horisontaalisemmin. Te kiinnitätte myöskin huomion pääomamarkkinoihin ja tiettyihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Nämä ovat meille tärkeitä kristillisdemokraattisena puolueena. Asiakirjassanne teillä on myöskin äh, Afrikka-strategia. Tämä sanamuoto, jota on käytetty Afrikka-strategia, ei strategia Afrikan eteen, osoittaa, että komissio haluaa tehdä Afrikan kanssa työtä, eikä vain sen eteen. Myöskin huomaamme, että te puhutte oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisesta jokaisessa jäsenmaassa. Jos vielä sallitte pieni kriittinen huomio, hyvä komission jäsen, meiltä koskien tuota monivuotoista rahoituskehystä. Kyseessähän ei ole vain metodologia. Tämä on meille hyvin tärkeä hanke, sillä se tukee monia tärkeitä politiikan aloja. Monivuotinen rahoituskehys on tavoite, jossa, jonka me haluamme saavuttaa, ja toivomme, että te voitte olla tässä välittäjänä. Monivuotinen rahoituskehys ei ole mikään tilintarkastajien tekemä tekninen harjoitus, vaan poliittista työtä. Eli me tulemme tarkastelemaan tätä työohjelman toteutumista hyvin läheltä. Kiitokset. Seuraavaksi Garcia Perez SND-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä Sefcovic, meidän poliittinen perheemme suhtautuu positiivisesti siihen, että meidän tärkeimmät ehdotuksemme, jotka liittyvät esimerkiksi ekologiseen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen muutokseen, on otettu mukaan tähän ohjelmaan. Ja sitähän Eurooppa tarvitsee. Tämä on erittäin hyvä esimerkki yhteistyöstä teidän ja parlamentin välillä. Komissio on identifioinut oikealla tavalla ne haasteet, joiden edessä seisomme, ja ne välineet, joita tarvitsemme tämän politiikan toteuttamiseksi. Me olemme sitä mieltä, että tästä ehdotuksesta puuttuu kuitenkin mm, tarkennuksia. Tämä on välillä hieman epäselvä tai häilyvä. Me emme halua antaa mitään blanko-shekkiä kenellekään. Me tulemme tarkkaan seuraamaan, että kaikki nämä ohjelmat todellakin toteutetaan. Työohjelma näyttää, mitä välineitä tarvitaan, että voimme toteuttaa vihreän kehityksen ohjelman ja huomioida oikeudenmukaisuus kaikkien alueiden kesken. Mutta olemme pahoillamme siitä, että ei puhuta vuoden 30-55 prosentin päästöjen leikkauksesta. Nythän on hätätilanne ympäristön kannalta ja sen vuoksi meidän on taisteltava ilmastonmuutosta vastaan. Toivomme, että neuvosto ja komissio toimivat samoin. Ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 on muuten vain tyhjiä sanoja ja sitä me emme voi sallia. Olisimme toivoneet, että komissio olisi nähnyt maahanmuuton myös mahdollisuutena. Mahdollisuutena käyttää välineenä demografisiin muutoksiin. Plus, että onhan meidän velvollisuutemme ihan humaanisesti kotouttaa pakolaisia meidän yhteiskuntiemme. Eilen keskustelimme pakolaisten tilanteesta Kreikan saarilla ja se osoitti, että emme voi odottaa minuuttiakaan. Pelissä on nyt tuhansien ihmisien henki ja, ja arvo. Solidaarisuus merkitsee myös sitä, että tämän suunnitelman 20 periaatteita toteutetaan muun muassa esimerkiksi tämä lapsitakuu, jotta voimme poistaa köyhyyttä äh, sekä myös äh, äh, minimipalkat ihmisille. Ja meidän tulee myös ponnistella niiden naapureiden puolesta, jotka ovat todellakin tehneet parhaansa täytäntöön pannakseen meidän lainsäädäntöämme. Sen vuoksi meidän on jatkettava Pohjois-Makedonian ja Albanian ja Serbian kanssa neuvotteluita. Tämä merkitsee sitä, että me vahvistamme myös meidän omia demokratioitamme ja tarvitsemme myös uutta mekanismia, jotta voimme pitää kiinni oikeusvaltion periaatteesta. Ja tässä me onnistumme vain, jos me voimme sopia pitkän aikavälin budjetista. Neuvoston täytyy kantaa vastuunsa. Meidän täytyy päästä sopimukseen, koska muuten me emme koskaan kykene käyttämään niitä välineitä, joita me tarvitsemme. On meidän velvollisuutemme pitää kiinni lupauksistamme ja siksi pyydämme sekä neuvostoa että komissiota toimimaan vastuullisella tavalla. Kompromissin kautta voimme toteuttaa sitä unionia, jota kansalaisemme tarvitsevat. Kiitos. Sitten Renew-ryhmästä Chiolos kaksi minuuttia. Este un an de început de mandat pentru Comisie și pentru Parlament. Această comisie împărtășește cu Parlament o viziune... Kiitoksia. Te olette esittäneet erittäin kunnianhimoisen ohjelman, joka sisältää vihreän sopimuksen ja digitaalisen siirtymän. Se on tärkeä osa eurooppalaista elämäntyyliä. Ja nyt toimikauden ai- alussa. Myös nämä visiot täytyy äh, toteuttaa ja meidän täytyy tunnistaa eri tarpeet. Me tarvitsemme myös kunnianhimoisen monivuotisen rahoituskehyksen. On erittäin todennäköistä, että meidän täytyy tukea tätä toimintaa myös äh, talouden uudelleen äh, strukturoinnilla meidän täytyy löytää erilaisia toimintatapoja monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Me odotamme lainsäädäntöehdotuksia, jotka tarjoavat ratkaisuja, sillä usein ollaan sitä mieltä, että Euroopassa tehdään liikaa ehdotuksia, meillä on liikaa sääntöjä meidän täytyy saada aikaiseksi lisäarvoa, sillä on merkitystä kansalaisillemme. Sen täytyy olla selvä kansalaisillemme ja jäsenvaltioille. Sen pitäisi olla Euroopan unionin päätavoitteena. Meidän täytyy tarjota siis kattavia ratkaisuja komission puolesta suhteessa maahanmuuttoon, vihreän sopimuksen täytäntöönpanoon ja meidän täytyy myös ilmaista oma kantamme tekoälyyn ja sen käyttöön. Tämän lisäksi Euroopan unionin täytyy vakuuttaa kansalaisensa siitä, että he eivät pelkästään voi liikkua vapaasti ja työskennellä oman mantereensa alueella, vaan että kaikkia oikeusvaltioperiaatteiden osia noudatetaan. Työohjelma ei välttämättä tässä suhteessa ole riittävän selvä – Ensi viikolla Yhdistynyt kuningaskunta on kolmas valtio ja meidän täytyy nyt oppia tästä erosta, jos haluamme parantaa unionin toimintatapoja. Varmasti Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi voi tässä suhteessa tuoda meille uusia ajatuksia. Näin komission täytyy myös myydä eteenpäin tätä keskustelua kansalaistensa kanssa. Se Euroopan unioni, jonka haluamme jakaa kansalaistemme kanssa, sen täytyy luoda visioita ja tarjota tarvittavat ratkaisut näiden visioiden toteuttamiseen. Sitten Skakeler, kaksi minuuttia. Kiitoksia hyvät kollegat. Tämä viikko on todellakin traumaattinen Euroopan unionille. On traumaattista, että jäsenmaa eroaa ja on äärimmäisen surullista, että näin tapahtuu. Mutta minä kieltäydyn hyväksymästä, että tämä historiallinen virhe on loppu tai että se katkaisisi ystävyyden Euroopan mantereen ja brittien väliltä. Emmekä voi luopua toivosta, että Britannia palaa kotiin jonakin päivänä tänne, minne se kuuluu Euroopan eurooppalaisen perheen pariin. Vaikka tämä viikko on hyvän surullinen hetki, se ei ole lainkaan hetki, joka toisi meidät lähemmäksi äh, Euroopan unionia. Ähm, kuin kuten Brexitin yhteydessä ajateltiin. Aivan päinvastoin, ellei Euroopan unionia nyt olisi, nyt olisi oikea hetki se keksiä. Eurooppalaiset kokoontuvat yhteen, sillä meillä on ongelmia, jotka voimme ratkaista vain yhdessä. Ja koska yhdessä me olemme vahvempia kaikkien mahdollisten maailman haasteiden edessä, ja niitä on paljon nykyisin, niihin täytyy puuttua yhdessä. Ja siksi on niin tärkeää, että tällä viikolla keskustelemme myöskin komission työohjelmasta. Tämä ohjelma tulee olemaan mahdollisuus <coughs> todistaa, mitä hyötyä meistä on. Hyvä komission jäsentä mainitsitte ilmastokriisin. Se on itse asiassa valtava haaste, joka koskettaa kaikkia alueita ja mantereita. Nyt on korkea aika ryhtyä toimiin. On hienoa, että tämä komissio korostaa aloitteita, jotka pyrkivät puuttumaan ilmastokriisiin ja myöskin biodiversiteetin valtavaan menettämiseen planeetallamme. Nyt on luonnollisesti aivan liian aikaista todeta, riittääkö tämä. Se riippuu teidän ehdotuksesta ehdotustenne yksityiskohdista, mutta tämä riippuu myöskin siitä, tukeeko tämän parlamentin enemmistö kunnianhimoista ilmastolainsäädäntöä mainitsematta nyt edes jäsenmaita, jotka täytyy saada mukaan töihin. Tämä tulee riippumaan meistä kaikista. Euroopan unionin ilmastotoimien määrä ja niiden vaikutus maailmanlaajuisiin ponnistuksiin maailman pelastamiseksi menneisyyden tuhojen jälkeen riippuu tästä. Komissio on myöskin perussopimusten vaalia, mainitsitte tästä, ja varmistaa, varmistaa etteivät jäsenmaat poikkea oikeusvaltioperiaatteesta. Nyt on aika sitoutua tähän tehtävään. Tämä vuosi tulee osoittamaan, mikä on komission tahto. Nyt olisi todellakin tärkeää toimia uuden unionin puolesta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kollega Vilimski, yksi minuutti. Anteeksi. Työjärjestyspuheenvuoro. Äh, niin. Minä en halua tämä, se, se miten täysistuntaa johdetaan, ei ole teidän asianne määritellä. Ilman mikrofonia. Sie haben im Moment nicht das Mikrofon. Teillä ei ole mikrofonia päällä. Diese Fragen werden wir klären, aber eins ist... Selvitämme asiat, mutta yksi asia on selvä. Säännöt on selvitetty ja eilen Brexit-keskustelussa myös ja puheenvuorot saa vain ne, jotka noudattavat sääntöjä. Ja jos nämä säännöt eivät sovi teille, niin sitten on olemassa säännöt, joiden mukaan voitte niistä valittaa. Täysistunnossa me emme enää kuitenkaan tästä puhu ja ne, joille ei ole lippua pöydällä, saavat puheenvuoron. Täällä on vielä yksi työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Olisin halunnut tietää, mihin nimenomaisen työjärjestyksen artiklaan te viittaatte, kun leik- tällä tavoin katkaisitte kollegan mikrofonin? Sich, ähm, herausgenommen. Äh, kollega haukkui tässä äh, istunnon äh, puheenjohtajia ja tällä tavalla nyt ei toimita. Eli eh, tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Me olemme selvittäneet tämän kysymyksen useaan kertaan ja nyt meidän pitäisi käyttää aikamme paremmin tähän keskusteluun ja kollega Vilimski saa puheenvuoron. Kiitokset eh, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tähän mennessä olen aina kritisoinut komissiota hyvin selkein sanoin ja tänään teen poikkeuksen ja kiitän komissiota, koska Euroopan komission esittelemä äh, ohjelma äh, on onnistunut ottamaan kaiken äh, mukaan ja siinä onnistutaan myös kadottamaan koko maahanmuutto olemattomiin ja siinä onnistutaan myös kadottamaan nämä kaikki talousongelmat ja siinä onnistutaan myös äh, taikomaan tällainen vihreän kehityksen ohjelma, jolla viedään viimeisetkin rahat kansalaisten taskusta. Eli tässä voisi sanoa, että tässä on kysymys Harry Potter-komissio. Äh, Jos haluaisi olla epäystävällisempi, niin voisi sanoa, että tässä käytetään voodoo-metodeita. Hyvät naiset ja herrat, eilen britit lähtivät tästä unionista ja vetoankin nyt teihin, jotta seuraava maa ei jättäisi unionia, niin silloin täytyykin keskittyä suuriin ja tärkeisiin kysymyksiin. Maahanmuutto äh, ja turvapaikka, työmarkkinat äh, ja talouskysymykset. Siellä teiltä odotetaan äh, toimia eikä mitään tällaisia taikatemppuja. Kiitokset. Seuraavaksi Duris Nikosnova, yksi minuutti ECR. Match, uh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 Ehkäpä se pyrkii siihen populistisista syistä. Esimerkiksi minimipalkka, sitä on nyt kaksi vuotta käsitelty, mutta se ei tarjoa mitään lisäarvoa, koska monissa maissa jo tällainen käsite on käytössä. Kansalaisen odotukset ovat erittäin korkealla, varsinkin uusissa jäsenvaltioissa. Jotkut odottavat, että yön yli heille tulee yhtäkkiä isompi palkka ja he pettyvät tähän. Ja tämä tietysti tuo lisävettä myllyyn nationalisteille ja populisteille, jotka haluavat tuhota eurooppalaisen hankkeen. Digitalisointi ja demografinen ö, muutos, kuten myöskin lapsitakuut, ovat tärkeitä asioita. Lapset tarvitsevat, tarvitsevat hyviä palveluita. Komissio on luvannut, että se aikoo tässä suhteessa ryhtyä uusiin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Slovakia ja Itävalta ovat poistaneet lapsilisät ja näin siellä saadaan huomattavasti vähemmän rahaa. Kiitokset, kollega Aubry, kolme minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä viikko on muutoksen hetki Euroopan unionissa brittien eron vuoksi. Pahinta olisi siis, se, että me ottaisi tästä mitään oppia ja jatkaisimme kuten ennen ottamatta huomioon sitä, että Euroopan kansat etääntyvät Euroopan unionista hiljalleen. Tämän pitäisi ohjata meidän työtämme vuonna 2020. Meidän tulee kuunnella suoraan Euroopan kansalaisten ääntä. Minä puhuisin Leasta, joka tapasin ilmastotapahtumassa. Hän on täysin pettynyt tähän talouden malliin, joka tuhoaa planeettamme. Olisimme voineet vihreän ohjelman kautta häntä rauhoittaa, mutta kuinka hän onkaan yllättynyt, kun huomaa, että tämä vihreän kehityksen ohjelma palvelee kehityksen, äh, anteeksi, kasvun ajatusta äh, ilman äh, kritiikkiä. yhteinen maatalouspolitiikka rahoittaa vain valtavia toimijoita Euroopan unioni aikoo silti suuria vapakauppasopimuksia allekirjoittaa, vaikka Lea toivoisi sen sijaan, että meillä olisi lähituotteita, jotka eivät ole kolmea kertaa kiertäneet maailmaa ennen kuin tulevat ostoskärryyn. Lea toivoisi todellista sosiaalista, ekologista uutta vihreää ohjelmaa, joka vaatii resursseja. Teidän täytyy antaa Euroopan talouden ohjausjakson kautta jäsenmaille mahdollisuus tähän. Halusin myöskin puhua lakkoilevista sairaanhoitajista, jotka ovat lakossa olleet kuukausia puolustaakseen sairaaloita, jotka taantuvat. Marie ei ymmärrä, miksi Euroopan unioni on rohkaissut julkisten palveluiden yksityistämiseen ympäri Euroopan Pierre puolestaan on Kastromassa töissä, mutta menetti työpaikkaansa, koska työt hoidetaan nykyään Puolassa, missä on halvempaa. Hän on äh, kiukkuinen eikä tällaiseen ehdotettuun minimipalkkaan tyytyisi Kevin, joka puolestaan polkuperän lähetti. Toivoisi, että Euroopan unioni puuttuu verkkoalustoiden riistoon. Nyt on aika toimia. Mitä ei ole tehty vuosin. Lea, Marie, Pierre ja Kevin eivät ymmärrä, miksi heidän veronsa kasvavat samaan aikaan kuin monikansalliset yritykset kukoistavat. Ja he näkevät, että lobbarit vaikuttavat eurooppalaiseen päätöksentekoon. Olen etsinyt teidän ohjelmastanne, mutta en ole nähnyt minkäänlaisia merkkejä eettisestä ähm, sitoumuksesta, jota olette kuitenkin luvanneet. Tämän vihan näiden odotusten ja toiveiden edessä toteaisin, ellette te GUE-ryhmän äh, vuoksi tai parlamentin jäsenten vuoksi toimi. Toimikaa Lean, Marin, Pierren ja Kevinin vuoksi, eurooppalaisten kansalaisten vuoksi, jotka eivät tule ymmärtämään, jos te jatkatte tänä vuonna sitä samaa mm, toimintaa, joka on aiheuttanut ilmastokriisin ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. No, Näin olemme käyneet äh, ryhmien äh, puhujat lävitse. Me esitimme äh, esityslistan ylimääräisen kohdan tälle aamulle ja sen vuoksi pyytäisin, että kaikki puhujat pitäytyvät puheajassa. Seuraavaksi kollega Sinchit, puolitoista minuuttia. Hyvä komissaari Shevchovic, Puhuitte komission työohjelmasta ja monien muiden asioiden lisäksi puhuitte demokratiasta ulkopolitiikassa. Me puhumme demokratisista standardeista Hongkongissa, Boliviassa, Venezuelassa ja Afrikan maissa, mutta demokratia ei ole kehittynyt edes riittävästi täällä Euroopan mantereella täällä meidän takapihallamme. Puhutaanpa vaikkapa Kroatiasta. Vuonna 2014 meillä oli yli puoli miljoonaa äänestäjää enemmän kuin mitä meillä oli ylipäätään väestöä. Tänä vuonna vain 200 000 enemmän. Näiden äänestäjäluettelossa olevien ihmisten joukossa, jotka siis ovat jo joko kuolleita tai joilla on useita henkilökortteja – on tilanne, jossa äänestäjäluetteloa ei tarvitse allekirjoittaa, jossa todistetaan, että henkilö on henkilökohtaisesti käynyt äänestämässä. Ja kaikenlaisia muita tilanteita on, jossa ei ole minkäännäköistä logiikkaa. Ja tietysti jotkut sanovat, että meillä on tiettyjä lainsäädännöllisiä ongelmia, mutta tätä Kroatian vallassa vallassaolijat eivät halua muuttaa ja se luo korruptiota Kroatiaan ja myös Eurooppaan. Tästä syystä on absurdia, että Kroatian komissaari on nimenomaan vastuussa näistä kysymyksistä. Ja sitten edustaja Niivillä. Kiitos puhemies, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Minusta komissiolla on hyvin kunnianhimoinen ohjelma vuodelle 2020 ja se on asettanut oikeat painopisteet mutta nyt, kuten monet ovat sanoneet, on kiinnikin täytäntöönpanosta ja toteutuksesta. Ja minusta laatu tulee ennen määrää, joten hyvä varapuheenjohtaja, mieluummin yksi ää, tavallaan tarkistus enemmän kuin se, että tulee turhia sääntöjä kansalaisille. Vihreän kehityksen ohjelma on tärkeä, mutta siitä ei enempää tänään. Otan esiin muita asioita. On erittäin hyvä, että meillä on pian keskustelu pohja tekoälylle ja että me saamme datastrategian. Ja on erittäin tärkeää myös huomioida kyberturvallisuus, koska meidän täytyy taata se Euroopassa. Minua ilahduttaa kovasti, että maaliskuussa saamme myös teollisuusstrategian ja iloitsen siitä, että painopiste on PK-yrityksissä. Meidän PK-yritykset ja perheyrityksemme, siellä luodaan työpaikkoja ja siellä koulutetaan meidän nuorisoamme ja sen vuoksi on erittäin hyvä, että komissio on ottanut erityisesti huomioon PK-yritykset. Maahanmuutto on yksi ydin asioista ja siitä olen äh, vakuuttunut ja jos kykenette sen ongelman ratkaisemaan, niin se olisi äh, tärkeää. Sitten kollega Bonafé, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Meidän ryhmämme on käynyt läpi tätä ohjelmaa ja on hienoa, että monet meidän ryhmämme ajatukset näkyvät jo komission työohjelmassa, mutta minun täytyy korostaa sitä, kuinka meille hyvin tärkeät kysymykset ovat vielä sellaisia, että odotamme lisää niiden suhteen. Odotamme tämän uuden maahanmuuttosopimuksen suhteen enemmän. Me odotamme solidarisuutta jäsenvaltioiden välille ja turvallisia laillisia kanavia Eurooppaan saapumiselle ja myös myöskin reilumpaa verotusta ja ennen kaikkea enemmän resursseja, enemmän resursseja talousarvioon. Ja tämä ei kosketa vain komissiota, vaan myöskin jäsenmaiden johtajia. Mutta jos meillä ei resursseja ole, me emme voi tehdä kovinkaan paljon, hyvä komission jäsen Sefcovic. Esimerkiksi tämän uuden vihreän ohjelman suhteen on hienoa, että meillä on tuhat miljardia, mutta sanoisin, että niitä kaivataan kipeämmin tässä reilun siirtymän rahastossa eu ähm, eikä niitä saisi ottaa myöskään kohesiosta tai maanviljelyksestä pois. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä vihreä siirtyminen on myöskin talouteemme muutoksen äh, prosessi, mutta en ole saaneet tässä vielä tulosta. Tässä ohjelmassa ei ole mitään äh, kasvu- ja vakaussopimuksen uudistamisesta, jota meidän pitäisi kutsua enemmänkin äh, ähm, kasvusopimukseksi vakauden luomiseksi. Ilman kasvua vakautta ei ole ja me tarvitsemme enemmän enemmän joustoa jäsenmaille investointien osalta erityisesti vihreisiin ekologisiin investointeihin. Ehm, hyvä eh, puhemies, meillä on hyvin paljon luottamusta ja olen vakuuttunut, että pystymme tekemään yhdessä vielä paljon. Kiitos. Kiitokset kollega Asmaani, puolitoista minuuttia. Yes, thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Tällä eh, viikolla kävin Auschwitz-Birkenaussa muistotilaisuudessa ja eilen saimme kuunnella Lilian Zegerin Auschwitzin äh, selviytyjän todella vaikuttavia sanoja. Hänen muistelunsa ovat todellinen katsaus siihen, miltä Eurooppa ilman äh, arvoja näyttää. Ne muistuttavat siitä, että me emme voi näitä arvoja pitää itsestäänselvyytenä. Antisemitismi on edelleen olemassa meidän mantereellamme. Oikeusvaltioperiaate on edelleen painostuksen kohteena. Euroopan komissio pyrkii tekemään eurooppalaisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta tavoitteitamme, mutta tavoitteet eivät ole riittäviä. Meidän täytyy tehdä osa lainsäädäntöä tästä. Ja myös muihin haasteisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Me tarvitsemme todella kestävää eurooppalaista lähestymistapaa suhteessa maahanmuuttoon, jotta saamme tilanteen hallintaamme. Renew Europe ilmoitti uudesta maahanmuuttopaketista ja komissio on kertonut myös sen toteuttamisesta. Nyt komissio tulee todella toimia. Meidän taloutemme muuttuminen vihreäksi voimalaitokseksi on toinen tärkeä haaste. Ja maailmannäyttämällä meidän tulisi ottaa tämä talousmahtimme, diplomatiamme ja puolustuspolitiikkamme yhdistää ne vahvaksi politiikasta. Vain silloin Euroopan unionista tulee vahvempi globaali toimija. Ja vetoan, että komissio pyrkii näihin tavoitteisiin, jotta me saamme todella lupaukset täytettyä. Ja sitten kollega Anderson, yksi minuutti. Um, Huomenta. Olen iloinen, että voin puhua Skotlannin kansalaisten puolesta ja kiitän teitä lämpöisistä sanoista viime eh, viikoina. Ja olen iloinen, että minulla on vielä neljän päivän meppistatus. Ja koko tämä, mitä olen aloittanut, vihreän kehityksen ohjelma, pellolta pöytään, YMPn uudistus, olisin halunnut kaikkea tätä olla mukana teidän ne työskentelemässä, mutta en voi. Ja minä vetoankin, että muistakaa Skotlanti teidän työohjelmassanne. Miettikääpä, miten vaikeata on Skotlannin kaltaiselle äh, maalle, joka äh, on erotettu EU-sta ilman meidän lupaamme. Me emme ole Iso-Britannia ja Brexit ei ole skottien tahto, mutta me olemme sitkeitä, meillä on pitkä muisti ja meillä on ollut yhteisyyttä Eurooppaan jo paljon aikaisemminkin. Huomenna Skot lähtien parlamentti tulee esittämään oman ohjelmansa EUn ja Skotlannin tulevaisuudelle. Ja jos Skotlannin pitää valita kahden unionin välillä, se valitsee Euroopan unionin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Rivier mutta hän tietää jo, että vain sellaiset kollegat saavat tämä puheenvuoro, jotka pitäytyvät äh, säännöissä ja hän ei, ole nyt, hän ei halua noudattaa sääntöjä. Yeah. ah, you took it down. Okay, and you... Selvä, laskitte lipun alhaalle ja sitten se pysyy alhaalla. Selvä. Merci, madame la... Äh, kiitoksia rouva puhemies. Äh, minä nyt hetkeksi kätken Ranskan lipun no, kyseessä. Ei ole kuitenkaan se, että minä kunnioittaisin tätä salia, vaan se, että haluan puheenvuoron, että voisin puhua komissiolle ja kollegoille. Te tiedätte, että nykyisin mikään tämän parlamentin työjärjestyksessä ei kiellä äh, lipun esittämistä. Ranskan perustuslain artikla 2 sitä suojaa ja muukin lainsäädäntö. Tämä trikolori lippu loppu edustaa kaikkea sitä, mitä tämä komissio, äh, tämä hanke nykyisin vihaatte. Vihaatte kansoja. Aleksandr Solzhenitsyn varoitti meitä tästä jo kauan aikaa sitten. Euroopan unioni kantaa sisällään totalitarismin siementä ja hän tiesi, mistä puhui. Hyvät kollegat, eilen me kuuntelimme äh, tunteella rouva Segren sanoja ja juhlistimme Auschwitzin leirin vapauttamisen juhlapäivää. Hän äh, kertoi, minkälainen äh, hänen tunnemyrskynsä oli, kun hän tuli Euroopan parlamenttiin äh, ja näki yhdessä liehuvat eri kansojen liput. Hän ei kuitenkaan erityisesti ollut Eurooppa-lipusta innoissaan. Kuunnelkaa häntä. Teidän projektinne romahtavat, kansat eivät kestä enää niitä suitsivaa by- byrokratiaa. Teidän tulee huomata, että britit eroavat nyt perjantaina Euroopan unionista. Eurooppalainen hanke on kaunis hanke. Historia tulee teidät äh, tuomitsemaan ja pelkäänpä, että tässä on nyt ensimmäisiä kiviä laskettu totalitarismin perustuksista. Kuten te näette, meillä ei ole mitään lippuja vastaan, siksi kaikki liput ovat täällä takanamme, roikkuvat. Me olemme kaikki ylpeitä lipuistamme, mutta kaikki ö, yhdessä eikä yksittäin pöydällä. Ja nyt sitten kollega Lundgren, yksi minuutti. Tack för ordet. Jag tänkte rikta mig... Kiitoksia. Niin, ajattelin käsitellä kohtaa, jonka nimi on äh, uutta voimaa eurooppalaiselle demokratialle, josta tänään täällä puhutaan. Euroopan visiot, jotka liittyvät demokratian, ovat EUn. Mitään muita demokratianäkemyksiä ei hyväksytä. Silloin ihmisiä pidetään poikkeavina EU puuttuu voimakkaasti kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja haluaa hajottaa kansojen itsemääräämisoikeuden. Nyt meillä on uusi sääntö täällä. Täällä ei saa näyttää lippuja. Ja minä vain, vain pohdin, että kun me nyt sitten tulemme tänne äänestykseen tunnin kuluttua, otetaanko nuo liput tuolta puhemiehistön takaa pois koska jos halutaan olla aivan johdonmukaisia, niin näin, voidaan te- näin pitäisi tehdä. Voin hyväksyä sen, että me emme saa täällä salissa pitää lippuja esille. Silloin odotan, että täällä esillä olevat liput, mukaan lukien EU-lippu, poistetaan. Ich darf erinnern, dass das, dass der Tagesordnungspunkt... Muistut ehdottaisin, että esityslistalla on komission ohjelma 2020 ja pyytäisin, että pitäisitte kiinni tästä, mutta vaikuttaa nyt siltä, että, että tämä lippukysymys vetoaa tunteisiin, kun haluatte käyttää puheaikanne siihen. Seuraavaksi kollega Björk yksi minuutti. Kiitos. Eilen me äänestimme Brexitistä. Vuosikausien prosessi päätyi, jonka prosessin olisi pitänyt äh, antaa meille äh, mahdollisuus itsekritiikkiin ja kuitenkin komissio jatkaa vain business as usual linjalla. Minulla onkin vakava kysymys. Miksi komissio ei rakenna työohjelmaansa YK on kestävän kehityksen tavoitteille? Olemmeko me Eurooppana äh, niin hienoja, ettei meidän tarvitse niitä seurata? Sen sijaan teillä on omia otsikoita, vahvempi Eurooppa maailmassa ja niin edelleen. Tämä ei ole vakavasti otettavaa, eikä tästä tule hyvä. Ilmasto ja biodiversiteetti on oltava ensimmäisenä. Ei riitä, että meillä on ilmastotavoitteet 2050, meillä täytyy olla sitovat tavoitteet ja vuosi 2030. Me tarvitsemme suunnitelman tasa-arvolle, ei mitään äh, almuja, vaan meillä on tasa-arvokriisi, sen olisi pitänyt olla mukana. Ja sen lisäksi oikeusvaltion periaate on perustava asia meidän työllemme ja se puuttuu. Kiitokset ja sitten kollega Tennant puolitoista minuuttia. Thank you very much, Madam Kiitoksia, hyvä puhemies. Historiallisen äänestyksen jälkeen eilen kollega Rentke pyysi tätä parlamenttia laulamaan Old Lang Synen Euroopan kansalaiset ovat meidän ystävimme, ovat aina olleet ja aina tulevat olemaan. Ei meillä ole mitään kiistaa tämän upean mantereen ihmisten kanssa. Mutta vain poliittisten rakenteiden ja instituutioiden kanssa, jolle me sanomme heippa huomenna. Me emme unohda vanhoja tuttuja, mutta laulamme Old Lang Syneia uuden vuoden iltana uud- ihan toisesta syystä. Muistelemme vanhaa vuotta ja katsomme eteenpäin kohti uutta. Me emme menetä vanhoja ystäviä, me vaan luomme uusia ystävyyssuhteita ja teemme uusia lupauksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tulevina vuosina meillä on intensiivisiä neuvotteluita ja ne ovat tärkeä osa komission työohjelmaa. Valitettavasti tämä on viimeinen kerta, kun saan puhua täällä. Ja toivotan lämpimästi näkemiin. Vaikka olemmekin olleet pitkälti eri mieltä, minä en suhtaudu vihamielisesti teihin kehenkään. On niin paljon sanottavaa ja niin vähän aikaa sanoa se, joten mainitsen vain yhden asian, joka on niin lähellä sydäntäni. Yhteistyön hengessä pyydän yhtä yksinkertaista asiaa komissiolta ja Britannian hallitukselta. Se on äärimmäisen tärkeää minulle. Älkää käyttäkö yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin kalastajia neuvottelupanoksena tai niitä useita, jotka ovat mukana kalajalostuksessa – silloin, kun kalalastit on purettu satamiin. Älkää myykö kalastajamme. He ovat joutuneet kärsimään niin, niin paljon viimeisen 40 vuoden ajan. Älkää enää antako heille lisäkärsimystä. Sanomme siis hyvästit poliittiselle unionille, mutta tervetuloa uudelle Britannialle. Olemme aina läheisiä liittolaisia läheiselle eurooppalaiselle naapurille Olkoon uusi suhteemme kaikkea sitä, mitä toivomme olevan. Tehkäämme yhteistyötä. Puhemies, vaikka tämä onkin viimeinen puheenvuoro, niin voisitteko lopettaa? Kiitos ja kaikkea hyvää teille. Annoin hieman ylimääräistä aikaa, koska se oli teidän viimeinen puheenvuoronne, mutta joskus täytyy päästä loppuun siinäkin. Seuraava puhuja on kollega Monserrat. puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tänään me puhumme komission 2020 työohjelmasta, joka on hyvin tärkeä. Me tuemme tätä ohjelmaa, mutta eilen Brexit toteutui ja meidän täytyy ottaa oppia virheistämme. Eurooppa on tärkeä kehityksen ja rauhan unionin hanke. Euroskeptisyys on tietenkin sen rinnalla kasvanut ja uhkaa rakentamaamme meidän ei tulisi vain säätää lakia, meidän tulisi tehdä politiikkaa, puolustaa oikeusvaltioperiaatetta, vapauksia, oikeuksia, sosiaalista tasa-arvoa, neuvoston päätökset äh, ja asetukset äh, pitävät kaikki kurissa jäsenmaissa. Vuonna 2017 äh, hyväksyttiin tiettyjä rajoituksia. Maduron hallituksen suhteen ja myöhemmin niitä lisättiin. Kyseessä ähm, oli henkilö, joka ö, oleskeli Espanjan maaperällä Schengenin alueella. Hyvä komissio, pyytäisin, että te ö, tutkisitte asiaa ja että vetoisitte Sanchezeen, että hän noudattaisi lakia. Mitä järkeä on siinä, että me sovimme jostakin, elevät jäsenmaat niitä sääntöjä noudattamista täällä sovitaan? Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Dali, yksi minuutti. Kiitos puhemies vaalien aikana ja viimeisten kuukausien aikana me sosiaali- ja demokraatit teimme selväksi sen, että me haluamme sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä muutosta. Ja tämä on se vuosi, jolloin meidän on käynnistettävä tämä muutos, johon me niin uskomme, mutta me emme vain uneksi muutoksesta, vaan meidän tulee toteuttaa se. Ne poliittiset päätökset, joita on tehtävä tämän vuoden aikana, tulee tasoittamaan talouksiemme tietä ja sitä kautta voimme sitten päästä esimerkiksi investoimaan teknologioihin. Mutta jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin täytäntöönpanna nämä toimenpiteet ja nämä uudet äh, politiikat. Joten meidän täytyy keskittyä puhtaisiin teollisuuteen, äh, energiatehokkuuteen, äh, puhtaampi ilma ja vesi, ähm, lentokoneet, jotka päästäisivät vähemmän päästöjä kuin nykyään. Mutta me tarvitsemme tähän kaikkeen varoja, joten meidän on investoitava ja meidän täytyy käyttää varoja myös auttamaan eri alueiden työntekijöitä pääsemään lävitse tästä muutoksesta. Tämä on se toive, mikä on tärkeää myös kaikille meidän perheillemme. Ja sitten edustaja Mihailova. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tukeni pääviestillenne tässä työohjelmassa siirtymä. Siirtymät tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia kaikille kansalaisille, kaikille jäsenvaltioille ja alueille. Mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi ilmastoneutraali digitaali Eurooppa. Kyseessä on siirtymä, joka pohjautuu myös maahanmuutolle, kauppasopimuksille. Euroopan kansalaiset odottavat sitä, että näkevät konkreettisia toimia meidän puoleltamme. Tämä yhteistyö työhön puitteissa on tästä esimerkki ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme toteuttaa tämän työohjelman. Meidän täytyy myös tarjota Euroopan kansalaisille siirtymäkautta, jossa lisäämme kilpailukykyä ja parannamme Euroopan kansalaisten elämänlaatua. Kiitokset tästä kollega de Sutter. Madam President, dear Commissioner, thank you for your... Hyvä Puhemies ja komission jäsen, kiitoksia tästä esityksestä. Työohjelmanne on hyvin tyhjentävä, mutta minä puhuisin vain yhdestä alasta, nimittäin digitalisaatiosta. Korkean tason ähm, työpaikat, jotka äh, on suunnattu ähm, ennen kaikkea miehille. Me tarvitsisimme ähm, enemmän esimerkiksi automaatio äh, ratkaisuja sairaaloihin. Me tarvitsemme äh, kuitenkin tiukkoja sääntöjä tekoälyn suhteen ja sama koskee digitaalisia välittäjiä. Lähimenneisyydessä on valitettavasti monia esimerkkejä siitä, että äh, netissä on joko ihailtu terrorismia tai levitelty vihaa tai sisältöä on sensuroitu tai otettu verkosta. Meidän pitäisi aina tietenkin suojella ilmaisun vapautta. Yksityisillä yrityksillä ei voi olla koskaan sellaisia suodattimia, jotka ovat automaattisia ja korvaisivat ihmisen sisällön seuraamisessa. Hyvä puhemies, tasapainon löytäminen seurannan ja vapauden välillä on äärimmäisen tärkeää demokraattisten oikeuksien toteutumisen kannalta ja me tarkastelemme hyvin tarkkaan teidän ehdotuksianne tällä alalla. Kiitos. Bizzotto. Kiitokset. Ja sitten kollega Bizzotto, yksi minuutti. Äh, kiitoksia puhemies. Äh, mitä voisin sanoa? Meillä on äh, nyt edessämme Eurooppa, joka ei halua muuttaa yhtään mitään, joka 5V saa Italiasta ja sen hallituksesta. Meillä ei ole mitään laittoman maahanmuuton suhteen. Maahanmuuttoehdotus on aivan tyhjä, mitä tulee kriisiin Libyassa tai islamin uhkaan. Eurooppa ei ole lainkaan läsnä tässä halutaan vain ottaa italialaisten taskusta rahat. Italialaiset tulevat 900 miljoonaa euroa maksamaan ja saavat vain muutaman sata takaisin. Haluaisin tiedustella tätä kun ajattelemme viiden tähden liikettä, ketä te oikein puolustatte? kun te puolustatte, hyvä komissio? Emme me halua tällaista tulevaisuutta, mikä tällaista Eurooppaa Italiassa. Äh, Italia tulee johtaa Italiasta eikä jostain Berliinistä tai Pariisista, tämä on selvää. Sitten kollega Tertst, yksi minuutti. Pues enhorabuena todo, a todo. Kiitos. Haluan äh, onnitella komissiota tästä hienosta markkinoinnista, kun on kysymys tästä niin kutsutusta äh, työohjelmasta, joka vaikuttaa olevan enemmän ja enemmän vihreän kehityksen ohjelma. Tämä rupeaa kuulostamaan Mao Zedongin pikkukirjaselta. Tällä tavalla voidaan oikeuttaa kaikki teollisuudet joutuvat sulkemaan ovensa. Monia sektoreita säädellään tämän vuoksi. Tämä herättää pelkoa monien ihmisten joukossa. Mutta kukaan ei uskalla valittaa, koska silloin syytetään negationistiksi ja sehän on lähes äh, kuolemantuomio. ...260 miljardia vuosittain panostetaan tähän – Tässä on kysymys vain ideologisista kysymyksistä, mutta se tulee rajoittamaan meidän vapauksiamme. Kiitos ja sitten seuraavaksi kollega Giangisi. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Ilahtuneena näin työohjelmassamme sosiaalisen pilarin yhtenä prioriteettina. Kuten kaikki tiedämme, Euroopan unioni perustuu yhteiskunnalliselle solidaarisuudelle ja taloudelliselle yhteistyölle. Nyt ollaan yhä enemmän huolissaan jäsenvaltioissa siitä, että äh, edut, joita yhtenäismarkkinoista aiheutuvat, jakautuvat epätasaisesti ja ne toimivat, Euroopan unioni toimii vain halvan työvoiman lähteenä vanhoille jäsenvaltioille. Yhtenäismarkkinoiden toiminta on vaarantunut. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset jännitteet vain lisääntyvät, jos me emme vastaa näihin haasteisiin. Ja tämä pahenee digitalisaation myötä jonka olette tunnistaneet yhdeksi tällaiseksi megasuuntaukseksi. Ratkaisuna voi olla vain määrätietoinen taistelu palkkaeroja ja maantieteellisiä eroja vastaan kautta Euroopan unionin uudistetun kohesiopolitiikan avulla, joka pohjautuu sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen jäsenvaltioiden välillä. Jos me emme saa aikaiseksi lopputuloksia, tämä johtaa EU-populismin kasvuun. Teidän suosituksenne siitä, että sosiaalisen vuoropuhelun avulla pyrimme samaan mukaan kansalaisyhteiskunnan ratkaisun löytämiseksi, on oikea. Mutta e- esittäisin yhden suosituksen. Teidän tulisi myös puhua alueellisten ja paikallisten kuntien kanssa, sillä nehän ovat kaikkein lähimpänä kansalaisiamme. Ne nyt tulisi ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa. Kiitoksia. Do you accept a blue card by... Kiitos. Hyväksyttekö te kollega Schwabilta sinisen kortin? Hyväksyttekö te sinisen kortin? Hyväksyttekö te sinisen kortin? Kyllä, 30 sekuntia. Hyvä kollega, meidän taistelussamme eh, anti-EU ja populismia vastaan eh, ihmiset eh, ihmisten pitäisi nähdä, että Euroopan unioni on tarjonnut myös teidän äänestyspiirinne, vaalipiirinne ihmisille valtavia mahdollisuuksia. Miten me voisimme jotenkin päästä tässä sopimuksen ja löytää oikeat ratkaisut ja oikea tasapaino? Ja 30 sekuntia vastaukseen. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on aivan oleellinen. No, Euroopan unionillahan on väline, jonka tavoitteena on pyrkiä kuromaan umpeen erot jäsenvaltioiden välillä. Sen nimi on kohesiopolitiikka. Minun ongelmani on se, että kohesiopolitiikkaa väärinkäytetään. Hyvin pitkälti varat, jotka jäsenvaltiot saavat, joko menevät korruption kautta muualle, tai sitten niitä käytetään väärin sellaisissa hankkeissa, jotka eivät edes auta kilpailukykyä. Minun mielestäni EUlla on erittäin tärkeä vastuu kun se pyrkii valvomaan kohesiovarojen käyttöä niin, että ne suunnataan tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön, koulutukseen ja näin voidaan parantaa näiden varojen hyödyntämistä, jotta voidaan parantaa näiden valtioiden taloutta. Kiitos. Sitten kollega Melo, puolitoista minuuttia. Os projetos de interligação energética entre Portugal e Espanha. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, että Espanjassa ja Portugalissa on energia-yhteyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että maakaasua voittaisiin käyttää. Komissio on tukenut näitä hankkeita, mutta ne eivät ole mukana sen työohjelmassa tällä kertaa. Me tiedämme, että tämä työohjelma on erittäin tärkeä energiaturvallisuuden kannalta Euroopassa. Monet Euroopan maat ovat riippuvaisia Venäjän maakaasuvaroista. Jotta mutta äh, se, että tämä hanke on otettu pois äh, prioriteettilistalta, on aivan äh, merkillistä. Haluaisin, että komissio selittää, miksei tätä energiahanketta ole otettu prioriteetteihin mukaan. Me tiedämme, että neuvottelut ovat olleet erittäin monimutkaiset Brexitin vuoksi. Emmekä me tiedä, tulemmeko me saamaan aikaan vuoden 2021 mennessä monivuotoista rahoituskehitystä. Parlamentti on vedonnut äm, varasuunnitelman puolesta jo sellaisen, jonka tulisi turvata myöskin kohesiopolitiikka seuraavalla kaudella. Mitä tulee energiariippumattomuuteen suhteessa Venäjään, saisimme sen aikaan, jos meillä olisi nämä Iberian maan äh, energiayhteydet kunnossa. Kohesiorahasto on myöskin äärimmäisen tärkeä kohesion rahoituksesta. Haluaisin kuulla hiukan enemmän erityisesti maakaasukysymyksiin liittyen komissiolta. Kiitoksia. Kiitos ja sitten kollega Fritson yksi minuutti. Mikrofoni. Ja, jetzt ist es an. Yes. Nyt se on päällä. Euroopan täytyy vastata eh, tulevaisuuteen. Tulevaisuus, jossa on kysymys globalisoitumisesta, digitalisoitumista ja ennen kaikkea ympäristömuutoksista ja ilmastonmuutoksista. Meillä on suuria haasteita, mutta myös mahdollisuuksia komission ohjelmassa pyritään vahvempaan sosiaaliseen Eurooppaan, täytyy nostaa haasteita ja esimerkiksi sosiaalisen pilarin kautta kysymys on tasa-arvostrategiasta, Kysymys on lapsitakuun käyttöönotosta, mutta on myös asioita, joita tästä puuttuu. Meidän täytyy selkeämmin kirjoittaa myös osa-ajoista, varsinkin naisille ja epävarmoista työsuhteista. Me tarvitsemme parempaa työympäristöä ja sen lisäksi meidän on vahvistettava sosiaalista vuoropuhelua. Euroopan kansalaiset haluavat, että me teemme ja toteutamme. Meillä on työtehtävänä ja meidän on käynnistettävä se nyt. Kiitos ja sitten kollega Ayer madame la présidente monsieur le commissaire merci pour ce programme de travail qui répond directement au discours ambitieux de ursula. Paljon kiitoksia. Haluaisin äh, nyt äh, kiittää komissiota tästä työohjelmasta, joka vastaa von der Leyenin äh, ohjelinjoja ja josta me todellakin haluaisimme kiittää ähm, kuitenkin oikeuksiin tulee liittyä välittää tietoa. Uutena Euroopan parlamentin jäsenenä minua hämmästyttää se, että me saamme tietoa välillä liian myöhään, välillä emme lainkaan käyttöömme. Kaksi esimerkkiä. Näistä ensimmäinen on tekninen. Äh, ABAC-järjestelmä komissiosta, eli äh, kaikkien eurooppalaisten kulujen äh, rekisteröintiin tähtävä ohjelma ei ole Euroopan parlamentin käytössä vieläkään, vaikka me käytämme budjettivaltaa. Mikähän tässä on vielä? Ja sitten poliittisemmin ajateltuna viime joulukuussa kirjoitettiin lehdistössä hyvin mielenkiintoisia sisämarkkinalukuja kaikkien jäsenmaiden kohdalta, ja ne osoittivat äh, sitä, että eurooppalainen äh, kehitys äh, kulkee myönteiseen suuntaan kuitenkin olemme olleet melkoisen saitoja monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa monissa maissa. Hyvä komissio, Euroopan parlamentti on kumppani, teidän täytyy luottaa meihin ja siksi vetoaisin sen puolesta, että komissio sitoutuisi siihen, että antaa jäsenille kaikki ne tiedot, joita he tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitos. Hyväksyttekö te sinisen kortin kysymyksen kollega Grappinilta? doamnă președintă vă mulțumesc uh, pentru că acceptați. Kiitoksia. Haluaisin kiittää siitä, että hyväksytte tämän sinisen kortin. Olen samaa mieltä, mutta minulla on kysymys, joka koskee avoimuutta. Yhteistyössä komissio ja parlamentin välillä konkreettinen esimerkki. Meillä on ollut esimerkkinä tuotteet, joissa on eriävä laatu ja komissio antoi tästä lausuman, joka oli asiantuntijoiden tekemä, ja komissio maksoi tästä tutkimuksesta veronmaksajan rahoilla. Tehtiin analyysi ja tämä kertomuksen mukaisesti tämä itse äh, kertomus on äh, salainen. IMKO-valiokunnassa olemme tätä asiaa käsitelleet ja ei, minusta ei ole hyvä, että komissio tässä suhteessa ei toimi avoimesti. Kysymys on kuitenkin tutkimuksesta, joka on veronmaksajien rahoilla maksettu. 30 sekuntia aikaa vastata, jos te haluatte. Pardon, je, je, je n'ai pas saisi. Pahoittelen, äh, äh, en aivan ymmärtänyt kysymystä, mutta kuulin kuitenkin, mitä sanoitte, hyvä kollega. Dann erhält als nächstes das Wort der Kollege. Seuraavaksi kollega Giegold, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies, varapuheenjohtaja Sefcovic. Komission työohjelmassa asetetaan oikeat painopisteet, koska ilmastonsuojelun kautta pyritään vahvempaan uuteen Euroopan unioniin. Se on hyvä, mutta samanaikaisesti työohjelmassa on yksi heikkous. Nimittäin se on hyvin yleisellä tasolla ja heikko, kun on kysymys oikeusvaltion periaatteen toteuttamisesta Euroopassa. Monet kansalaiset ovat menettäneet kunnioituksensa meidän puheillemme siitä, että Eurooppa olisi oikeusvaltio. Jos jäsenvaltiot voivat perusoikeuksia polkea, taistelu korruptiota vastaan, medioiden vapaus, demokratia. Silloin tämä ei saa jättää komissiota kylmäksi. Ei riitä, että tehdään luetteloita. Meidän, me tarvitsemme täällä toteuttamis- ja sanktio mekanismeja ja ne eivät näy ikävä kyllä teidän ohjelmassanne. Me odotamme, että te vihdoin viimein ryhtyisitte koviin toimenpiteisiin, koska muuten kansalaiset menettävät luottamuksensa meidän mahtavaan unioniimme. Kiitokset sitten kollega Rail, yksi minuutti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 Tänään on jälleen kysymys eurooppalaisen sosiaalisen oikeuden pilarista. Yksi niistä koskee eurooppalaista työttömyyskorvausta. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti päästä sitä eteenpäin siirtymässä. Se ei liity suoraan yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen, vaan päinvastoin. Tässä tapauksessa rangaistaan niitä, jotka ovat toimineet oikein, eikä niitä, jotka ovat toimineet väärin. Esimerkkinä Saksasta me olemme EU kaikkein suurin talous ja kaikkein suurin nettomaksaja. Meille oikeudenmukaisuus merkitsee sitä, että nettopalkat Saksassa ovat laskeneet kymmenellä prosessilla. Me olemme ainoa maa Euroopassa, jossa nettopalkat ovat laskaneet. Arkipäivän köyhyys on lisääntynyt ja dramaattisesti kasvanut. Yhä useampi Saksassa asuu kaduilla eikä enää kykene maksamaan asuntoaan. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet matalapalkkasektorilla ja yhä useammat joutuvat siirtymään sinne. Samalla keskipalkka Euroopan unionissa on noussut. Tältä näyttää nyt kuitenkin kaikkein suurimmassa taloudessa, kaikkein suurimmassa nettomaksajassa, kaikkein rikkaimmassa valtiossa Euroopan unionissa. Meidän täytyy johtaa itse omaa kansallista politiikkaamme. Sitten kollega Tomasic, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, rouva varapuhemies uuden äh, komission ähm, työohjelman esittely on täynnä suuria äh, termejä, äh, uusi vihreä ohjelma, reilu siirtymä, talous, joka palvelee kansalaisia, eurooppalainen elämäntapa. Tässä ei paljonkaan puhuta siitä, ähm, mikä tulee olemaan vihreän kehityksen ohjelman hinta Euroopan unionin kansalaisille vain sen kunnianhimosta kansalaisten intresseissähän olisi se, että heillä on työpaikka ja että talous palvelisi kansalaisia kuluttajana. Näin on tähän asti ollut. Nämä ovat vain kauniita lauseita, jotka piilottavat Brysselin byrokratiaa sitä, jota jäsenmaille sanellaan. Meidän elämäntapamme pitäisi olla eurooppalaisten kansojen määräämää eikä Brysselin byrokratian. Ja seuraavaksi kollega Stefanec, yksi minuutti. Kiitos eh, eh, puhemies. Eh, komissio on asettanut itsellensä hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ottaisin esiin yhden erityisen tavoitteen, nimittäin nimittäin se, että yhteinen valvontaelin saisi enemmän valtaoikeuksia ja mahdollisuuksia valvoa esimerkiksi oligarkkeja. No, Slovakiassa ammuttiin kaksi nuorta toimittajaa, Jan Kutskin ja hänen morsiammensa ja Daphne Caruana Galicia kuoli Maltalla. He kuolivat sen vuoksi, että he paljastivat totuuden ja rikolliset eh, pelkäsivät eh, Paljon näistä rahoista tuli EUn lähteistä. Kun EU jakaa varoja, sillä on myös eh, velvollisuus valvoa näiden varojen käyttöä ja minua ilahduttaisi kovasti, jos vuoden 2020 mennessä olisimme saaneet eh, parannettua EUn taloudellisten etujen eh, valvomista. Äh, kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Äh, me haluamme olla äh, vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen hiiletön manner, ensimmäinen kestävän kehityksen alalla ja ensimmäinen ähm, innovaatioiden alalla. Ja me pyrimme kaikki yhdessä näihin tavoitteisiin. Olemme takananne, mutta minulla on muutamia huolia. Ensimmäinen koskee talousarviota. Arviointien mukaan meillä oli miljardi ympäristösiirtymää vähentämään vaadittavia kuluja vuotuisesti, mutta komissio on kymmenellä vuodelle tämän verran varoja varannut. Sen tulisi kertoa, kuinka se aikoo tämän siirtymän toteuttaa ja rahoittaa. Toinen huoli koskee johdonmukaisuutta. Me emme voi toisaalta puolustaa ympäristöä ja toisaalta aivan hulluja sopimuksia allekirjoittaa toisella puolella maailmaa. Esimerkiksi 10 miljoonaa kilometriä kuljetetaan lihaa tänne, vaikka meillä on aivan satunnoitteet lihamarkkinat meidän täytyy tämän lisäksi myöskin sosiaalisia kysymyksiä syvällisesti pohtia. Ympäristökysymykset ja sosiaaliset kysymykset liittyvät yhteen, kun ä, talouden malli mullistuu. Sosiaalista kysymystä ei kuitenkaan juuri näissä ehdotuksissa käsitellään sitä. Me emme voi hyväksyä. Ja sitten kollega Sharansova. Thank you, Madam President. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Kiitoksia tästä työohjelmasta, erityisesti siitä, että olette annettanut niin paljon merkitystä Euroopassa digitaaliselle muutokselle. Me tarvitsemme kunnianhimoista digitaalipolitiikkaa, jotta voi mahdollistaa sen, että eurooppalaiset yritykset voivat kasvaa ja innovoida Euroopassa ja että eurooppalaiset voivat hyödyntää digitaalisen siirtymän edut. Meidän tulee nyt saada kiinni muut tärkeät toimijat niin, että me asetamme kansainväliset normit. Digitaalisen palvelun lainsäädännön lisäksi minä kannatan tekoälylainsäädäntöä, verkkoturvallisuuslainsäädäntöä ja toimintasuunnitelma tässä suhteessa. Meidän tulee päättää siitä, millä tavalla digitaalista maailmaa hallinnoimme. Se on prioriteetti sen ei kuulu kuulua pelkästään vuoden 2020 toimintaohjelmaa, vaan koko mandaatin ajan sen tulee olla esillä. Tässä tulee toimia oikein nyt. Ja muistakaa, että vastaus kysymyksemme ei aina ole lisäsääntely, vaan parempi sääntely. Kiitoksia. Danke. Jetzt spricht als nächstes die Kollegin Deli für ein... Seuraavaksi kollega Deli, yksi minuutti. Mes chers collègues, monsieur le Hyvät kollegat, hyvä varapuheenjohtaja. Kuten muistutin eilen täällä, täysistuntosalissa jo usean otteeseen aiemminkin. Ilmasto hata on nyt käsillä. Ei se tule vuonna 2025 tai 2030, vaan ilmastotoimiin täytyy ryhtyä nyt. Me emme pelasta planeettaa, jos meillä on sanahelinä katalogi vain käytössä. Eli me emme voi odottaa enää yhtä vuotta. Meidän tulee aloittaa tämä vuosi voimakkain toimenpitein, varsinkin liikennealalla, joka vastaa 30 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä. Se on ainoa toimiala, joka ei vähennä päästöjä, ja juuri tästä syystä, hyvä varapuheenjohtaja, haluaisin, että me nimenomaan suljemme nämä kysymykset, käsittelemme ne loppuun. Meidän täytyy ottaa kunnianhimoiset tavoitteet esille tässä suhteessa. Ja meidän täytyy noudattaa myös saastuttaja maksaa, käyttäjä maksaa periaatetta, mutta neuvosto ei kykene vaan sabotoi tätä tekstiä minä toivon, että komissio nyt kykenee esittämään uuden vahvan ehdotuksen, jonka avulla voimme saada aikaiseksi myös rekkoja koskevaa tärkeää, tärkeää lainsäädäntöä. Sitten kollega Dare, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. 2020 on tärkeä vuosi unionille. Komissiolla on suuria haasteita, kuten esimerkiksi Brexit ja budjetti vuodelle 2020-2027. Komissiolla on vain 11 kuukautta aikaa hoitaa koko Brexit. Sen vuoksi meidän täytyy nyt olla varpaillamme ja huolehtia, että tässä nähdään myös pk-yritysten kilpailukyky – Äh, sitten tästä tulevasta budjettikehyksestä komissio on ehdottanut, että Erasmus-ohjelma kaksinkertaistetaan 30 miljardilla eurolla. Puheenjohtaja van der Leyen ehdotti siis tätä äh, kaksinkertaistamista, mutta tietääkö hän, mitä tämä merkitsee kansalaisille? Ja tietävätkö kansalaiset tämän, on vaikea pitää kiinni lupauksista. Sanoista ja, sanojen ja tekojen välissä voi olla pitkä matka. Edustaja Kemppa. Mówi pani, że komisja będzie Niin, totesitte, Euroopan komissio on geopoliittinen komissio ja tätä me tarvitsemme. Meidän tulee toimia. Nyt tulee ryhtyä sanoista tekoihin. Miten aiotte pysäyttää Nord Stream-hankkeen rakentamisen? Sehän jakaa Euroopan ja vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa suhteessa Eurooppaan. Energiastrateginen turvallisuus on yksi tärkeistä ongelmista Euroopassa. Meidän tulee ehdottomasti varmistautua siitä, että viittaamme perustajaisiemme arvoihin. Me haluamme olla EU:ssa kovastikin, mutta haluamme, että kyseessä on unioni, joka vaatii vastavuoroista kunnioitusta eikä diktatuuria. Miksi siis puututte sisäisiin kysymyksiin jäsenvaltioissa ja yhdistätte ne ennen kaikkea budjettiin. Tämä johtaa lisäjakaumiin. Olkoon eilinen meille oppitunniksi. Ja sitten kollega Glavak, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Roman sopimuksesta on kulunut 60 vuotta ja maailma on epävakaampi kuin koskaan. Demografiset muutokset, ilmasto, teknologia muuttavat yhteiskuntiamme ja meidän elämäntapaamme. Hyvä komission jäsen, meidän täytyy keskittyä myös tasa-arvoon ja mahdollisuuksiin kaikille naisille, miehille, itään, länteen, nuorille, vanhoille. Vihreän kehityksen eh, ohjelma sisältää eh, avaintoimia ja se, siihen tullaan mobilisoimaan lähes miljardi euroa, eh, joka on tuhat miljoonaa, tästä tuhat miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Kansalaisille yhtäläinen palkka samasta työstä on yksi tärkeimpiä lähtökohtia sukupuolten välisen tasa-arvo työssä. Naiset nimittäin tienaavat noin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet, vaikka he ovat keskimäärin paremmin koulutettuja. Uusia ää, äh, äh, alusaloitteita ja äh, kannustimia me, tähän työhön, me, tai meidän täytyy myös kannustaa esimerkiksi nuoria mukaan tähän keskusteluun. Kuka osaa paremmin puhua demokratiasta kuin Manner, joka sen perusti, mutta meidän täytyy palauttaa luottamusta siihen, ketä me olemme ja mihin olemme menossa, ja tämä ohjelma on siihen hyvä pohja. Kiitokset ja sitten edustaja Pitsula. Poštovana gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, pod, pozdravljam pred... Kiitoksia. Hyvä komissaari. Toivotan, että kannatan komission ehdotuksia, mutta odotan myös, että nämä korkeat tavoitteet täytetään, varsinkin kun siirrytään kohti ekologista ja kestävää Eurooppaa. Tässä äärimmäisen tärkeässä asemassa ovat paikallisia alueyhteisöt, jotka täytyy ottaa mukaan, varsinkin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimenpiteisiin. Tuen myös biologisen monimuotoisuuden suojaamista, se on tärkeää. Mielestäni myös metsästrategia on tärkeä Kestävän kehityksen tavoitteisiin suuntautuminen on myös selkeä vastuu suhteessa kansalaisiin. Olemme ilahtuneita siitä, että meillä on myös esillä nuorisotakuut, joiden avulla voimme työllistää nuoria. Euroopan unionin vahvempi geopoliittinen rooli naapurustossaan sisältää myös neuvotteluiden avaamisen Makedonian ja Albanian kanssa ja toivottavasti varsinkin Zagrebin huippukokouksen aattona näitä asioita käsitellään erittäin voimakkaasti. President. Sitten kollega Karikano. Kiitos. Tänään on viimeinen päivä ennen kuin Iso-Britannia lähtee ja me tulemme vielä näkemään, mitä negatiivisia seuraamuksia tällä on meille ja heille. Mutta ottaisin esiin yhden asian, joka on erityisen huolestuttava. Silloin kun Iso-Britannia on mukana, niin silloin Eurooppa on supervalta. Parhaita yliopistoja on Euroopassa mutta ilman äh, niitä äh, me emme ole enää mitään, koska Cambridge, Oxford, Lontoa, kaikki lähtevät Euroopan unionista tänään. Jos katsotaan äh, viimeisintä 50 huippuyliopiston rankinglistaa, 12 Aasiassa, 21 USAssa, 11 Isossa Britanniassa, yksi huippuyliopisto Euroopassa. Numero 50 Tämä on tärkeä asia. Me puhumme osaamisesta ja eh, ekologiasta, mutta me emme kuitenkaan investoi yliopistoihimme. Meillä on arkaistinen eh, hallitus, meillä on eh, ongelma. Tämä on kriisi Euroopalle. Meistä täytyy tulla koulutuksellinen supervalta, jos me haluamme osaamistaloudessa pärjätä. Sitten kollega Strikki. Um, <clears throat> ah, Kiitos puhemies. Työohjelma ei vielä kerro kaikkea eurooppalaisesta tulevasta turvapaikkajärjestelmästä, koska nyt ollaan vasta suunnittelemassa uutta turvapaikkasopimusta, joka tässä jo alustuksessakin otettiin esille. Tärkeintä on se, että löydämme ratkaisun Ähm, turvapaikanhakijamääritelmään. Ja kehottaisin komissiota, kuten myöskin jäsenvaltioita, löytämään sellaisen ratkaisun, jotta voimme saada oikeudenmukaisen vastuutunteen ähm, turvapaikanhakijoille Euroopassa. Ja se vaatii sitä, että välittömästi äh, pureudutaan myös niiden, niiden asioihin, jotka ovat rajoillamme. Nyt ehdotetaan erilaista menettelyä rajoille, eli tehdään jonkunlainen ö, äh, hakemusten arviointi on rajoilla. Rohkaisisin olemaan seuraamatta tätä polkua. Se merkitsisi enemmän järjestelykeskuksia, pitkäaikaisia menettelyitä ja pitkäaikaisia pidätysolosuhteita. Ehdottaisin, että meillä olisi välitön uudelleenjako ja sitten ryhdyttäisiin tämänhetkisten sääntöjen täytäntöönpanoja, jotka koskevat vastaanottoolosuhteita ja valintakriteereitä niin, että me saamme oikeudenmukaisen järjestelmän aikaiseksi. Kiitoksia. Kollega Fest, möchten Sie das Wort? Oder? Kiitos. Äh, kollega Fest, haluatteko te puheenvuoroa vai ei? Te tiedätte, mitkä säännöt ovat. Kollega Fest. Äh, kiitos. Äh, Saksan tai te annatte saksalaisille puheenvuoron vain, jos tämä toimii teidän sääntöjenne mukaan ja sosiaalidemokraattina te Puhemies keskeyttää. Hyvä kollega, me emme käynnistä keskustelua uudelleen. Kunnioittakaa puhemiehistön päätöstä. Tämä ei ole minun päätökseni, vaan puhemiehistön päätös. Tästä päätettiin jo eilen. Jos te haluatte valittaa, tehkää se puhemiehistölle. Ei tämä ole mikään uusi keskustelu. Tämä rupeaa nyt minusta riittämään pikkuhiljaa. ilman mikrofonia. So? Versuchen Sie es, bitte. No niin, yrittäkääpäs. No, No, en sitten osoita tätä kritiikkiä teihin, vaan puhemiehistölle ja sanonpa vain, että mitä tämä merkitsee, tai tämä kuvaa unionia liittyen oikeuksiin, kulttuuriin, öö ja siihen, että alkuperäiskansoilla on oikeus omaan kulttuuriinsa ja käyttää myös omia lippujaan. Ja britit sitten onneksi ovat vetäneet tästä johtopäätökset ja eronneet unionista ja olen varma, että myös muut kansat tulevat noudattamaan tätä esimerkkiä, joskus toivon mukaan myös Saksa. Ja tämä olisi kaksinkertainen ilo, koska silloin ei loppuisi aina, aina ikuinen Saksan pienentäminen, vaan silloin myös tämä naurettava pikkumainen puheenjohtaja puhemiesten toimiminen loppuu. No ihailkaapa nyt näitä kauniita lippuja täällä meidän takanamme. Siellä on kaikkien liput. Sitten kollega Vondra. Yes, thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Eilen uh, oli surullinen päivä, jota leimasi surullinen laulu. Ja ensimmäisen uh, vaikutuksemme tunnemme jo. Menetämme Englannin ähm, yleisenä kielenämme tapana ymmärtää muita ja kielihän on yhteisymmärryksen keskiös. Ja voimme käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme. Äh, Brexitin myötä Englannista tulee neutraali kieli meille tsekeille hyväksyttävä, saksalaisille ja ranskalaisille. Mutta nyt tapahtuu aivan päinvastaista. Kaikki puhuvat omia kieliään. Täällä on muutama ö, poikkeus vain ja e, monet eivät kuuntele lainkaan. Komission työohjelmassa on hyvin paljon ö, kunnianhimoisia tavoitteita, ö, mutta ö, ei kuitenkaan mitään englannin tukemiseksi lingua frankkana yleiskielenä. Haluaisin nyt tietää, haluatteko te puuttua tähän ongelmaan, sen oireisiin, äh, meidän kommunikaatioon, meidän yhteisiin kielimme? Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ja... Kiitos ähm, puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. Kun äh, printtasin itselleni tämän komission ohjelman ja prioriteetit, niin ajattelin, että, että printeriin jää jotakin, koska esimerkiksi ulkosuhteista, näin oikeastaan vain kohdan 30 VTOsta, tavallaan asiana, joka saattaa joskus tapahtua, mutta ei niin, jolla ei olisi mitään tekemistä vihreän kehityksen ohjelman kanssa tai YK on kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ulkopolitiikassa. Joten kysyn komissiolta, mistä löytyy kauppapolitiikan painopisteet, miten toimia oikeudenmukaisuuden mukaisen siirtymän rahaston kanssa – missä ovat äh, esimerkiksi ähm, jakeluketjut, jotka ovat reiluja yrityksille globaalisti? Nämä ovat asioita, jotka täytyy myös ottaa huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille kollegoille. Aivan aluksi haluaisin antaa äh, jäsenen Botolille puheenvuoron comisiei pentru anul două mii douăzeci include mai multe inițiative legate de sănătatea și alimentația cetățenilor europeni. avem inițiative. Euroopan kansalaisten terveyden ja elintarviketurvallisuuden takaamiseksi kaikki nämä toimenpiteet ovat tärkeitä. Myös pelota pöytään strategia on tärkeä. Kannatan niitä, mutta minun mielestäni komission ohjelmassa puuttuu tärkeä aloite, joka yhdistää kansalaisia ja näin meidän täytyy olla, meillä täytyy olla kansalaisilla mahdollisuus valita itse omat elintarvikkeensa ja näin välttää myös tiettyjä sairauksia. Lisäksi meidän täytyy huolehtia kaikista eurooppalaisista riippumasta siitä, mikä heidän koulutustasonsa on. Heidän täytyy saada käyttöönsä niitä elintarvikkeita, joita haluavat. Tästä syystä on tärkeää, että meillä on aloite, jossa liikennevalojärjestelmällä otetaan käyttöön merkinnät elintarvikkeista, jossa ilmoittaa niiden terveysvaikutukset. Meidän täytyy asettaa kansalaisten terveys etusijalle poliittisessa ohjelmassamme. Kiitoksia. Seuraavaksi haluaisin antaa edustaja Ruusille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Oh, Kiitos eh, puhemies. Eh, eurooppalainen vihreän kehityksen ohjelma on meidän uusi kasvustrategiamme, näin sanotaan komission 2020 työohjelmassa. Mutta ainoa, mikä tästä tiedetään nyt, on se, että 11 500 miljardia euroa tämä tulee maksamaan. Mikä sisältö ja mitä tämä merkitsee kansalaisille ja yrityksille on täysin epäselvää. Samanaikaisesti vihreän kehityksen ohjelma valetaan lainsäädäntöön, jolloin prosessi on mahdotonta kääntää takaisinpäin. Ja komissio johtaa tätä koko prosessia. Tämä on aikamoista pelaamista, koska tässä byrokraatit sitten päättävät, mikä on vihreä, mikä on ruskea. Tämä tuo mukanaan enemmän valvontaa, byrokratiaa ja enemmän unionia Ilmastoa käytetään väärin, jotta voitaisiin siirtää vielä enemmän valtaa Brysseliin. Suunnittelutalous, josta itä-eurooppalaiset kollegamme pääsivät eroon 30 vuotta sitten. Bryssel ei saa koskaan tarpeekseen vallasta ja rahasta. Kansalaiset eivät tätä halua ja tällä politiikalla useammat jäsenvaltiot seuraavat brittejä. Muito obrigado. Ja agora a palavra o deputado Pedro Marques. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Märkki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, president. Paljon kiitoksia puhemies. Täytyy aloittaa toteamalla, että meidän avainprojektimme komissio otti mukaan. Tämä on yleisesti ottaen hyvä teksti. Äh, hyvää työtä, hyvä komission varapuheenjohtaja. Älkää kuitenkaan erehtykö. Tämä keskustelu on tärkeä, kuten tämä asiakirjakin. Kuitenkin kaikki sellaiset äh, sanat, jotka voisivat äh, ajaa eurooppalaista projektia eteenpäin, on jo kirjoitettu. Nyt meidän täytyy toimia. Meidän täytyy toimia, jotta voisimme olla vähähiilistämisen etulinjassa ja meidän täytyy taata se, ettei ketään jätetä taakse. Äh, me emme voi tähän vastata työttömien armeijalla ja siirtymä tulee olemaan tehokas vain, ellei jos se jatkuu myöskin meidän rajojemme ulkopuolella. Meidän tulee olla solidaarisia palvella kansalaisia ja tarvitsemme todellisen äm, talousunionin ja pääomaunionin. Kuitenkin meidän täytyy nyt asettaa äh, suussäkkiä myöten. Meidän täytyy lopettaa kauneiden sanojen lausuminen ja löytää rahat. Ja meidän täytyy lopultakin sopia monivuotoista rahoituskehyksistä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi haluaisin antaa kollegallemme eh, edustaja Tangille puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä eh, komissaari Shevkovic. Komissio on geopoliittinen komissio, sellaisena se esiintyy, mutta ensimmäinen geopoliittinen tapahtuma Irakissa, ja te olitte vaiti, Donald Trump uhkasi meitä eh, sakkotullein jotka kohdistuisivat digitaalisiin palveluihin, silloinkin vaikenitte. Meidän kansalaisillamme on suuret odotukset ilmaston ja sosiaalisten oikeuksien suhteen, mutta kun niitä puolustetaan, te olette silloin vaiti. Teidän suunnitelmat ovat hyvät ja kunnianhimoiset, mutta saattavat johtaa konflikteihin Yhdysvaltojen, Kiinan ja myös eurooppalaisten jäsenvaltioiden kanssa, kun esimerkiksi kysymys on eurooppalaisesta työttömyyskorvauksesta ja ehdottomasti kun kysymys on budjetista. Jokaisessa näissä kohdassa olemme teidän rinnallanne, mutta vain siinä tapauksessa, että viette tämän kohti tuloksia. Eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous on vapaampi kuin Kiinan puoluevaltio ja rehellisempi kuin Yhdysvaltojen kartellikapitalismi. Sen säilytämme sellaisena vain siinä tapauksessa, jos taistelemme rehellisen, vapaan ja kestävän Euroopan puolesta. Geopoliittista komissiota tarvitsemme, mutta vielä enemmän tarvitsemme voimakasta komissiota. Muito obrigado. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Minulla on jo monia puheenvuoropyyntöjä Joten pyytäisin, että pitäydytte puheajan rajoissa vain yksi minuutti, niin että mahdollisimman moni kollega ehtii käyttää puheenvuoron. Aloittaisin edustaja Grabinista yksi minuutti, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sigur, ce ne-ați prezentat aici, cred că e un program... Niin, hyvä komissaari, esititte tämän toimintaohjelman Henkilökohtaisesti minä uskon, että tässä oli kyseessä pelkästään realistinen ohjelma, mutta kuitenkin kannatan kaikkia osioita siitä. Kaikki ne ohjelmat, joita me yhdessä työstämme, asettavat ohjelmat keskiöön. Kohesio-ohjelmassa, uskotteko todellakin, että viime toimikauden toimenpiteiden jälkeen nämä alueiden väliset erot hälvenevät. Mitä aiotte tehdä tässä suhteessa? Kaikkien kanssa tulisi saada näyttöä samoista eduista, kuten myöskin avoimuudesta. Teillä on täysin vakaa strategia. Puhuitte myös oikeusvaltioperiaatteesta. Voisitteko yksityiskohtaisemmin ottaa tämän esille kertoa siitä, mitä tässä puoletta? Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Biesesko, yksi minuutti, olkaa hyvä. Domnule președinte, am privit program... Puhemies, olen tarkkaan lukenut tämän komission työohjelman. Kun katselemme näitä prioriteetteja, niin kysynkin, mistä tämän rahan on tarkoitus tulla? Me olemme kunnianhimoisia, me haluamme ilmastoneutraalin Euroopan, me haluamme suojella ympäristöä, me haluamme 5G-ohjelman, me haluamme eurooppalaisen armeijan ja me haluamme myös äh, toteuttaa sosiaalisen pilarin. En voi uskoa, että yhtä aikaa voidaan toteuttaa näin paljon painopisteitä, jos ei sille ole olemassa rahaa. Vihreän kehityksen ohjelma, äh, ohjelmaa täytyy tarkkailla myös äh, vastuullisesti. Ei yksi miljardi kymmenessä vuodessa riitä mihinkään. Tulkaapa Romanian, äh, tulkaa katsomaan äh, sinne kaivoksia ja mitä tällä ohjelmalla voidaan sillä tehdä, että nähdä minkälainen työttömyys ja köyhyys siellä vallitsee. Kiitokset. Ölleton Marks seuraavaksi. Eh, Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan komission työohjelmassa parempi säätely on periaatteessa jälleen kerran aivan sama kuin ennen, eh, kuten myöskin nämä alustakysymykset. Täällä ei ole uutta. Hyvä komission jäsen, esimerkiksi tekoälyn suhteen, kuinka me tulemme toimimaan? Kuinka me tulemme parantamaan yhteisrahoitusta? Ehkä me voisimme parantaa pk-yritysten rahoituksen pääsyä ilman, että menetämme mahdollisuutemme valvoa niitä. Tiedämme, että meillä on uutta teknologiaa, jota voitaisiin käyttää hyödyksi. Ja näin kansalaiset saataisiin lähemmäs Eurooppaa. Mitä mieltä olette? Kiitoksia. Seuraavaksi halusin antaa puheenvuoron edustaja Toruk Turulle. Deistä Unionin Romania. Și trei solicitări. Kiitoksia. Minäkin olen Romaniasta. Minulla on kolme äh, vaatimusta Romanialle. Schengen ensinnäkin, se ei maksa mitään. Olemme täyttäneet kaikki vaatimukset, siltikään emme vielä pääse Schengenin alueella. Sen jälkeen sitten infrastruktuuri. Jashissa on sairaala, joka on erittäin tärkeä Romanian kansalaisille. Meillä puuttuu varoja. Ja ne, jotka ovat meidät valinneet tämän Euroopan parlamentin, eivät halua enää odottaa. Ja sitten vielä maataloustuet. Meidän pitää olla oikeudenmukaisuutta jäsenvaltioiden välillä. Varmasti muutkin tukevat meitä tässä suhteessa. Toivottavasti löydämme hyvän ratkaisun, joiden avulla nämä kolme tavoitetta voivat todella asettaa Euroopan komission prioriteeteiksi. Muito obrigado. E muito obrigado a todos também por estarem a cumprir os limites de tempo. Paljon eh, kiitoksia siitä, että olette pitäytyneet eh, eh, puheajan puitteissa. Seuraavaksi Ruiz de Vesa, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor comisario, por... Paljon kiitoksia puhemies ja paljon kiitoksia hyvä komission jäsen tästä esityksestänne. Tulee todellakin komission työohjelmaa on hyvä, että te olette asettaneet itsellenne prioriteettiksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin. Tiedän, että te tuette hanketta ja haluatte, että se on melkoisen kunnianhimoinen. Tässä yhteydessä, kuten muut kollegat, kuten esimerkiksi Ska Keller, joka salissa istuu, jo totesivat se, mitä eilen tapahtui, kun me äänestimme Brexit-sopimuksesta – todellakin tarkoittaa, että meidän täytyy olla yhtenäisempiä ja edetä kohti Euroopan poliittista tulevaisuutta. Meidän täytyy kuunnella tämän parlamentin suuria ryhmiä, jotka todellakin haluavat poliittista integraatiota. Tätähän olemme Euroopalta, eurooppalaisilta saaneet ikään kuin tilauksena viime vaaleissa. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Makes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä varapuheenjohtaja Sefcovicia, kun hän esitteli tämän komission 2020 työohjelman kaikkine yksityiskohtineen, niin että Euroopan parlamentti voitaisiin ymmärtää, mikä komission tavoite ja kunnianhimo on nyt ensimmäisenä toimintavuotenaan. On ikävää, että tässä ei ole tällaista monivuotista lähestymistapaa, mutta näemme kuitenkin selkeästi, mihin komissio haluaa ryhtyä tulevina vuosina. Muutama kysymys kuitenkin teille, ne ovat ihan pieniä, koska ei ole aikaa esittää enempää kysymyksiä. Ensimmäinen liittyy tähän haasteeseen, joka komissiolla on, kun se laatii tämän perustyönsä niin, että kansalaiset uskoisivat enemmän EUn työhön. Demokratia on hyvin tärkeä kysymys ja se on tärkeää myös toimielinten välillä. Toinen kysymys liittyy näiden projektien rahoitukseen. Eli meidän kansalaistemme täytyy ymmärtää, että ne poliittiset eh, ehdotukset, joita me teemme, että niillä on myös rahoitus toteuttaa nämä projektit, että tämä olisi sel- näin on oltava niin, että kansalaiset voisivat tämän ymmärtää. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, Lopes Aguilar. Vicepresidente Sefcovic. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja Sefcovic. Kun tarkastelemme komission työohjelman 2020 prioriteetteja, eurooppalainen demokratia ja Euroopan elämäntavan edistäminen kuuluvat Libyvaliokunnan toimivallan alaan tuossa valiokunnassahan minä olen puheenjohtajana. Meillä on vielä avoimia kysymyksiä, kuten esimerkiksi oikeusvaltio, periaate ja demokratia. Välinen tämä täytyisi olla aivan selvää kaikissa jäsenmaissa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy uudistaa asiakirjojen saatavuutta koskevaa säätelyä. Me olemme jo 20 vuotta käsitelleet tätä asiaa, mutta se ei ole vieläkään ratkennut. Tarvitsemme solidaarisuuteen pohjaavan äh, järjestelmän, äh, myöskin Dublinin äh, sopimuksen kohdalla niin, että maahanmuutto ja turvapaikka-asioita voisimme ratkoa ja puuttua tähän kriisiin ja siihen humanitaariseen katastrofiin, joka Kreikassa on meneillään. Me tarvitsemme nyt myöskin uudelleenarviointia ähm, avustamiskysymyksissä ja avustamisen kriminalisoinnissa. Ja meidän täytyy auttaa niitä maita, joiden rajat ovat kaikkein hauraimmat. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Miller. Dziękuję bardzo. Uważam, że komisja obok wielu słusznych... Kiitoksia Minun mielestäni komission pitäisi kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisiin ja työvoimaan liittyviin näkökulmiin. En puhunut esimerkiksi eurooppalaisesta minimipalkasta ja työttömyysturvasta. Joissain maissa on minimipalkka olemassa, mutta tuollainen minimipalkka, se pitäisi suhteuttaa keskipalkkaan. Sen pitäisi olla ainakin 60 prosenttia siitä. Lisäksi mielestäni komission pitäisi ottaa käyttöön digitaalinen vero niin, että se voisi hyödyntää olemassa olevia säännöksiä ja näin välttyä vaaditulta yksimielisyydeltä neuvostossa. Se olisi helpompaa kuin antaa parlamentille lainsäädäntöaloitevalta. Kiitoksia. Muito obrigado. Tenho a palavra agora. Kiitoksia. Edustaja Silvana González, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, komissario. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, paljon kiitoksia Teidän prioriteettinne komission tuo ohjelma 2020 ovat tervetulleet. Teillä on vihreän kehityksen ohjelma äh, ja meillähän on saman aikaan jo parlamentin julistama ilmastohätätila. Meidän tulisi kuitenkin äh, kiinnittää huomiomme myöskin ulkosuhteisiin ja siihen, kuinka me äh, kansainvälistä humanitaarista oikeutta puolustamme ja kuinka kehitysyhteistyötä tuemme ja annamme humanitaarista tukea. Me tiedämme, että meillä on ilmastonmuutoksesta kärsiviä maita, ilmastohätätilasta kärsiviä maita. Tietyt maat ovat jo siirtyneet äh, siihen, että joutuvat suojelemaan kansalaisia, niin ihmiset joutuvat muuttamaan ähm, alueelta. Näin on tapahtunut esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa. Me äh, komissiolta seuraavaa tässä työohjelmassa teemme myöskin työstätte siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelua ja sitä, äh, kuinka me puuttuisimme ilmastopakolaisuuteen. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Belka, olkaa hyvä. I'd like to... Kiitos puhemies. Haluaisin jatkaa keskustelua Euroopan unionin taistelusta taistelusta veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Keskustelu tästä asiasta on nyt keskittynyt OECDn käsiin, ihan hyvä. Mutta ongelma on se, että emme voi toivoa tuloksia tästä keskustelusta, tuloksia, jotka olisivat äh, tyydyttäviä meille, koska jotkut OECD-maat vastustavat tätä. Yksi asia, mitä me voisimme tehdä, olisi se, että meidän eurooppalaiset OECD-jäsenet löytäisivät yhteisen kannan, ja näinhän se ei aina kuitenkaan ole. Joten nyt vetoaisinkin komissioon, että se käyttäisi sen poliittista vipuvoimaa, jotta saataisiin äh, yhteinen kanta EU:ssa ja voitaisiin sitä kautta vaikuttaa OECDn keskusteluihin voimakkaasti. Dobrigado. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pereira, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Yhteiskunnan vihreä kannalta näissä ohjelmissa vaikuttaa kuitenkin siltä, että ei keskitytä riittävästi kansalaistemme tarpeisiin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Itse asiassa tässä viette eteenpäin vihreää sopimusta, mutta ette samalla ymmärrä, että kasvupuolella on ollut epäonnistumia ja kaikki keskittyy aivan liian liikaa uusliberalistiseen järjestelmään, jossa käytetään väärin ekologisia varojamme. Sosiaalinen pilari, joka tavoitteena on viedä eteenpäin kaikkea haitallista politiikkaa. Tässä on paljon kritiikkiä, jota on esitetty Portugalia kohtaan komission toimesta, kun kysymys on minimipalkasta, kuten myöskin yhtenäisvaluutasta, ja vaikuttaa siltä, että te tätä vain syvennätte jäsenvaltioiden haitaksi. Haluaisimme Portugalin kansalaisille sanoa, että valitettavasti näin ei enää tule tapahtumaan. Muito obrigado. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Vuolis, yksi minuutti. Uh, Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, eh, te sanoitte, että työohjelmassanne äm, ehm, esiteltäisiin toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin tukea demokratian resilienssiä ulkoisia uhkia vastaan. Minä vierailin e, viime viikolla vankilassa Espanjassa, missä monet katalaanipoliitikot ovat olleet vangittuina yli kaksi vuotta. Tämä on täydellinen demokratian vastainen rikkomus. Kyseessä ei ole mikään Euroopan ulkopuolinen taho, vaan Euroopan hallinto ja oikeuslaitos. Tässä kyseessä on se, että henkilöltä on evätty heidän kansalaisoikeutensa. Kyseessä ei ole vain Katalonia, kyseessä ovat kansalaisoikeudet. Ja tämä tapahtuu Euroopan unionin sisällä. Hyvä komission jäsen, mitä Euroopan unioni tälle tekee? Tämähän on häpeällistä. No Paljon kiitoksia. Sitten viimeinen puhujamme eh, puheenvuoroissa ilman eh, puhujalistaa, edustaja eh, Achau. Kiitos puhemies. Hyvä. Sefcovic, te esittelitte hyvin kunnianhimoisen ohjelman. Jos me kaiken saavuttaisimme, olisimme esimerkki koko maailmalle. Mutta teidän täytyy kuitenkin tehdä luvasti työtä niin, että tämä muutos on todellakin äh, oikeudenmukainen ja että kun siirrymme vihreään talouteen, että se ei jättäisi jälkeensä sosiaalisia seuraamuksia. Te olette esittäneet eri vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus, joka on hyvä esimerkki. Mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että ne alueet, jotka sitä eniten tarvitsevat, saavat sitä apua ja kun valtiot esittävät äh, näille alueille projekteja, niin meidän täytyy sitten tukea siinä, äh, koska esimerkiksi Puola ja Slovakia ovat niitä maita, joihin tämä siirtymä tulee vaikuttamaan kaikkein koviten äh, koska kaasu ja ydinenergia ovat niitä, mitä eniten muualla käytetään ja meillä se perustuu taas hiileen. Ja sen vuoksi kaikkien muidenkin valtioiden täytyy huolehtia siitä, että tämä siirtymä kansalaisille on oikeasti helppo, ja, helpompi ja oikeudenmukainen. Paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista. Seuraavaksi haluaisin antaa komission varapuheenjohtaja Mailus Sefkovicille puheenvuoron. Hän voi tehdä yhteenvedon keskustelussa. Honorable. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia tästä erittäin rikkaasta keskustelusta. Kiitoksia kaikista puheenvuoroistanne. Olen iloinen, että voin todeta, että myöskin tämä keskustelu on selkeästi osoittanut sen, että työohjelmamme heijastelee yhteisiä tavoitteitamme maamme. Haluaisin kiittää kaikista näistä rohkaisun sanoista, jotka osoittivat äh, vielä tiettyjä yksityiskohtia, joita tulee yhä työstää. Ja myöskin niistä muistutuksista koskivat äh, ohjelmasta puuttuvista asio- puuttuvia asioita, joita meidän tulisi äh, yhdessä vielä pohtia ähm, komission uuden puheenjohtajan mottona on ollut se, että kyseessä olisi geopoliittinen komissio, joka pyrkii saamaan aikaan enemmän. Uskon, että teidän tuellanne voimme todellakin tähän päästä. Haluaisin nyt heijastella edustaja Nieblerin, edustaja Markesin sanoja. He sanovat, että on hienoa, että meillä on kunnianhimoinen ohjelma, mutta vielä hienompaa olisi se, että me hyvin toimeenpanesimme tätä ohjelmaa. Ja Samanlaisen vetomuksen kuulin monissa puheenvuoroissa ja haluaisin teille vakuuttaa, että otamme tämän hyvin äh, tosissaan me haluamme läheistä yhteistyötä kansalaisäätäjien teidän ja neuvoston kanssa. Edustaja Keller teki hyvin äh, tunteellisen äh, viittauksen eiliseen keskusteluun. Olimme kaikki paikalla ja nämä tunteet ja jäähyväiset brittiystävillemme vielä Ähm, vaikuttavat meihin. Meidän täytyy nyt pohtia sitä, kuinka voimme vastata tapahtuneeseen. Ja selkeästikin vastaus on se, että olemme, rakennamme parempaa, vihreämpää, tehokkaampaa Eurooppaa, joka on lähempänä kansalaisia. Uskon, että tämän yhteisen kunnianhimoisen ohjelman äm, toteuttaminen olisi ensimmäinen askel tähän tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ähm, edustaja Nikojeva viittasi haasteisiin. Ja haluaisin kerran vielä korostaa, että me haluamme luoda puitteiston minimipalkan luomiselle. Ja luonnollisesti tulemme äm, eri kumppaneita ja sidosryhmiä kuulemaan, kuten myöskin jäsenmaita. Me uskomme, että kaikki Euroopan unionissa ansaitsevat reilun palkan ja meidän täytyy olla sosiaalisesti oikeudenmukaisia tässä hyvin perustavan luotoisessa oikeudessa, joka koskettaa kaikkia eurooppalaisia mantereella. Mitä tulee sitten rikkomusmenettelyyn, Itävallan kohdalla kyseessä on käynnissä oleva asia. Me tarkastelemme sitä, tietenkin, kun saamme äh, Itävallan äh, perustelun lausunnon, niin me äh, tulemme jatkamaan sen käsittelyä. Edustaja Obrey viittasi täällä vähän hiilistämiseen. Sehän on jo vuoden 2021 esityslistalla komissiossa. Kuten monet tietävät, tämä on hyvin monimutkainen tehtävä, joka vaatii paljon valmistelua ja paljon erilaisia menettelyjä. Meillä on jo melkoisen äh, kiivasta kansainvälistä keskustelua tästä asiasta. Luonnollisesti haluaisimme, että Kiinan kaltaiset maat ja monet muut olisivat äh, hyvin yhtä kunnianhimoisia päästökauppajärjestelmiensä suhteen kuin me, mutta ellei näin ole, meidän täytyy äm, hiilikorvausten kautta taata se, että meillä on reilut äh, toimintaympäristöt ja ä, äh, myöskin, että muut suuret taloudet äh, vähentävät hiilijalanjälkeään tuotteidensa osalta ja toimivat reilusti. Monet teistä korostivat sitä, kuinka tärkeää on oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen. En voisi olla enempää samaa mieltä. On melkoisen selvää, että tämä komissio on sitoutunut siihen, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan aivan yhtä hyvin kaikissa jäsenmaissa. Edustaja De Suter haluaisin vakuuttaa myöskin teille, eh, mikä on hyvin tärkeää, että komissio täysin kunnioittaa perusoikeuskirjan oikeuksia, kun me äh, käsittelemme esimerkiksi tekoälyä ja kasvojen tunnistusteknologiaa. Sitten edustaja Armani, kiitoksia. Ähm, te viittasitte monen muun aiheen lisäksi antisemitismiin. Siitä on keskusteltu eilen ja me kuulimme hyvin tunne pitoisen äh, puheenvuoron holokaustista selvinneeltä henkilöltä. En äh, voi teille sanoa, kuinka tärkeä aihe on Euroopan komissiolle. Edustaja Gergani viittasi työohjelmaan ja siihen, että brittien erotessa monet yliopistot, jotka ovat olleet Euroopan unionin Ähm, koulutusaluetta myöskin lähtevät unionista, mutta haluan vaikuttaa hänelle, että me tarkastelemme mahdollisuuksia säilyttää yhä hyvä yhteistyöedellytys Erasmus-ohjelman ja muiden hankkeiden puitteissa, mutta me haluaisimme kuitenkin pyrkiä siihen, että vuoteen 2025 mennessä eurooppalainen koulutusalue muuttuisi todellisuudeksi ja että tätä pätevyysagendaamme me työstämme vielä eteenpäin tänä vuonna. Edustaja Häirä, haluaisin korostaa sitä, että vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää. Minä olen vastuussa asiasta itse ja mitään tärkeitä lainsäädännöllisiä aloitteita ei tule tekemään ilman vaikutusten arviointia. Me nimittäin tiedämme, että usein se tarjoaa parhaat vastaukset äh, oikeanlaiset argumentit keskusteluissa, kun meidän ehdotuksiamme vastustetaan. Ja me haluamme myöskin varmistaa sen, että avoimuus toteutuu täysin. Siksi me haluaisimme tämän toimielinten välisen rekisterin, johon viitattiin luoda vuoden loppuun mennessä, että voisimme jakaa tietomme mitä tulee sitten köyhyyskysymykseen, johon monet kollegat viittasivat, me tulemme käsittelemään että sosiaalisen tiekartan kautta. Meillä tulee olemaan puitteisto, kuten totesin, ja luonnollisesti teemme lapsitakuun parissa töitä. Monet viittasivat siihen, se on hyvin tärkeä ohjelma. Ja voin vakuuttaa, että meillä tulee olemaan riittävää rahoitusta, jotta voimme Euroopan unionissa aloittaa uudistusaallon, joka ei auta vain hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, vaan myöskin parantaa e, elintasoa, erityisesti sosiaalisen asumisen parissa olevilla ihmisillä ähm, näiden toimien ansiosta energian laskut, joita ihmiset maksavat lämmityksestä ja ilmastoinnista ja niin edespäin, kuun lopussa vähenevät. Ja jostain se, että me olemme hyvin tosissamme myöskin verotuksen alalla ja OECD-kumppaneidemme kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Jos ää, äh, me teemme päätöksiä OECD-kumppaneiden kanssa, teemme kaiken mahdollisen niiden toimeenpanemiseksi, mutta ellei vuoden 2025 mennessä tule tällaista kansainvälistä sopimusta, ää, ähm, Euroopan unioni tulee tekemään työn yksin se on paljon hyödyllisempää kuin se, että yhä sallimme veron kierron, ettei veroja Euroopan mantereella makseta. En halua viedä tämän enempää aikaa, puhemies, mutta haluaisin vakuuttaa vielä, että me kuulemme kaikkia sosiaalisen vuoropuhelun osapuolia ja sillä tavoin saamme parhaat mahdolliset tulokset. Laajentumiseen liittyen olemme olleet hyvin selväsanaisia. Me haluamme uuden menettelymuodon. Zagrebissa meillä tulee olemaan hyvin tärkeä äh, huippukokous Kroatian puheenjohtajamaan ansiosta ja me haluamme lisää liikevoimaa laajentumisprosessiin. Luonnollisesti olemme sitoutuneet Pohjois-Makedonian ja Albanian kehitykseen ja se on hyvin tärkeä seikka myöskin komissiolle. Sitten liittyen äh, siirtymärahastoon ja MFF Olkaan hyvä äh, puhemies. Edustaja Bonafé ja Ashel, kuten muut mainitsivat tämän. Kyseessä on 7,5 miljardia reilun äm, siirtymärahastoon ja me puhumme todellakin tässä yhteydessä voisin vakuuttaa uudesta rahoituksesta. Tämä on jo esitetyn monivuotisen rahoituskehyksen äm, lisäksi annettava uutta rahaa ja komissio on valmis vääntämään kättä neuvoston kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että meillä on riittävää rahoitusta eh, kaikkia näitä kunnianhimoisia ohjelmasta löytyviä asioita varten. Tietenkin kaikkien meidän vastuullamme on se, että siirtymärahaston varat käytetään siellä, missä niitä tarvitaan, kun ihmisiä täytyy kouluttaa tai kun ihmiset ovat energiaintensiivisellä alalla töissä ja joutuvat siirtymään muualle, meidän täytyy varmistaa se, ettei ketä jätetä jälkeen. Ei yksilöä, kaupunkia tai aluetta. Enkä voisi olla enemmän kanssanne samaa mieltä kaikkiin teidän, jotka korostivat sitä, kuinka tärkeää monivuotoiset rahoituskehyksen näkymät ovat. Edustaja Albright, Niebler ja niin edespäin kaikki viitasivat siihen, että meillä täytyy olla monivuotuinen rahoituskehys näkymänsä suhteen. Meillä tulee olemaan huippukokous, joka keskittyy asiaan, joten valmistelkaamme vahvoja argumentteja valtavan päämiehelle. Meidän täytyy saada sopimus aikaan nopeasti. Joka ikinen kuukausi, jona olemme mff suhteen myöhässä, me asetamme ohjelmamme vakavaan vaaraan. Jälleen kerran hyvä puhemies ja hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Olen varma, että rakentavan keskustelun myötä valiokunnissa me voimme käsitellä ohjelman kaikkia osia ja yksityiskohtia tarkemmin ja otamme, odotamme sitä innolla. Paljon kiitoksia puhemies. vice eh, Hyvä eh, Euroopan komission varapuheenjohtaja, te tai sitten unohtaa vastata minun kysymykseeni. Yksi liittyi energiaan. Äh, Iberian niemimaan yhteydestä ja kaasuputkesta. Ehkäpä unohditte vain tämä ja se oli todennäköisesti vain vahinko, mutta voisitteko te vielä vastata? Ah, Komissio ilmeisesti haluaa näihin kysymyksiin mielellään vastata myöhemmin. Nyt olemme päässeet tämän keskustelun päätökseen, niin voisimme siirtyä seuraavaan asian esityslistallamme. Kyseessä on komission julkilausuma Espanjan tulvien aiheuttamiin tuhoihin vastauksena vetoisin kollegoihin, että olisitte kurinalaisia, jotta me pääsisimme keskustelun päätökseen aikarajoissa. Ja nyt annan heti Maroslav Tsefkovicille puheenvuoron. Olkaa hyvä komission varapuheenjohtaja. Mr. Uh, President, I think also the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mielestäni tämä aihe, josta nyt keskustellaan, selkeästi kertoo siitä, että ilmastonmuutos on todellisuutta. Ja sen vaikutukset ovat todella dramaattiset ja vahingolliset. ääriilmaston tapahtumia on yhä enemmän, ne ovat yhä intensiivisempiä. Metsäpalot ja kuivuus eivät pelkästään ole Välimeren alueella, vaan trooppiset hurrikaanit kulkeutuvat muuallekin ja kautta Euroopan nähdään tällaisia ääriilmiöitä. Äskettäinen tulva Gloria-myrskyn seurauksena Espanjassa on tästä vielä yksi esimerkki. Espanjan kansalaiset ovat joutuneet kärsimään tästä katastrofista ja varsinkin nämä survallittelemme niille, jotka menettivät rakkaitaan. Eurooppa seisoo espanjalaisten rinnalla. Me olemme tarjonneet aina apua, kun suuria luonnonkatastrofeja tapahtuu. Euroopan solidarisuusrahasto auttaa kansalaisia infrastruktuurin jälleenrakentamisessa. Vaikuttaa olevan Espanjan tulkkauksen kanssa ongelma. No. Toimiiko tämä? It, it is. Okay please, continue. So if you allow me, I will, I will start from the paragraph which is... Aloitan siis siitä kappaleesta, joka on erityisen tärkeä Espanjan kollegoillemme. Se alkaa nimittäin lauseella Eurooppa seisoo Espanjan kansalaisten rinnalla. Me, meillä on työkalu, jonka avulla voimme tarjota apua silloin, kun luonnonkatastrofi on tapahtunut. EUn solidarisuusrahasto auttaa kansalaisia infrastruktuurin rakentamisessa, puhdistusoperaatioissa, ja kulttuurisen perimän turvaamisessa. Solidaarisuusrahasto ei kuitenkaan ole mikään hätäratkaisu ja sen mobilisointi menee jonkun verran aikaa. Meidän täytyy erityisesti varmistautua siitä, että tuo rahasto aktivoidaan budjettipuolella silloin, kun komissio on jäsenvaltion hakemuksen arvioinut. Ja kun viranomaiset ovat tämän haitan arvioineet, myös Espanjan viranomaiset katsovat, että nouseeko se yli 1,5 prosentin alueellisen BKT. Se on se ehto, jonka avulla käynnistetään solidaarisuusrahasto. Espanjan viranomaiset tuntevat olosuhteet ja rahaston käyttöperiaatteet, mutta tietysti komission yksiköt ovat valmiina sitten tarjoamaan lisätukea, jos sitä vaaditaan. Tällä hetkellä olemme arvioimassa tätä hakemusta. Ja tämä sisältää Valencia, Murcian, Castillan ja muutaman muun alueen, joihin tämä ilmastolosuhde kohdistui. Espanja kertoo myös tilanteesta tällä viikolla ja ennakkomaksu 4,7 anteeksi, 5,7 miljoonan euron suuruinen maksu on matkalla. Tulevaisuudessa tiedämme, että meidän täytyy olla valmiita tekemään enemmän. Se, mitä Espanjassa on tapahtunut, on valitettavasti vain esimakua siitä, mitä tuleman pitää, jos ilmastonmuutos jatkuu. EUn solidarisuusrahasto tuo tervetullutta tukea, kun katastrofi on tapahtunut, mutta meidän täytyy olla ennaltaehkäisevämpiä. Ja siitä syystä viime vuosina komissio on ottanut yhä enemmän painopistealueekseen ilmaston mukautumisen ja riskinhallinnointiprosessin. Kohesiopolitiikan kohdalla tämä riskinhallinnointi on laajamittaista, koska kyseessä on kustannushyödyllinen investointi tulevien katastrofien ehkäisemiseksi ja se vie eteenpäin myös kestävää kehitystä. Tänä aikana 2014-2020 kohesiopolitiikka on investoinut miltei 8 miljoonaa euroa ilmastonmuutos mukautumiseen ja riskin estämiseen. Tämä sisältää myös laajan erilaisen tukiverkoston. Tässä on puuttu erityisesti tulviin, metsäpaloihin, rannikkoalueisiin ja näiden haittojen ehkäisemiseen. Meillä on käytössä myös varasvaroitusjärjestelmä. Olemme valmistelleet erilaista strategiaa tässä suhteessa. Me pyrimme myös suojaamaan näitä alueita tulvilta. Meillä on kestävä maa- ja metsäpolitiikka. Tässä suhteessa olemme myös saaneet nähdä sen, että olemme keskittyneet erityisesti viherryttämisrakenteisiin eurooppalaisilla kaupunkialueilla. Me tarjoamme suuntaviivoja ja rohkaisemme jäsenvaltioita muodostamaan kansallista riskinarviointipolitiikkaansa, joka on tarpeen, kun pyritään torjumaan tulvia. Ennaltaehkäisyn lisäksi olemme myös keskittyneet varusteisiin ja siviilisuojelutarpeiden koulutukseen. Me tarvitsemme myös uuden tietojärjestelmän parantamista. They provide... Sensoreiden ja satelliittien avulla saadaan luotettavaa tietoa siitä, kuinka luonnonkatastrofit kehittyvät mukaan luettuna tulvien yhteydessä. Tämä järjestää mahdollista myöskin sen, että voidaan hätätapauksissa reagoida tilanteisiin ja jakaa luotettavaa tietoa ja valmistautua reagoimaan näihin riskeihin ja ryhtyä riskinhallintatoimiin. Lisäksi tarjoamme kohesio-ohjelmien kautta joustavuutta Ohjelmaan tehdyt muutokset voidaan tehdä, niistä voi nopeasti päättää, jotta saadaan nopeasti rahaa liikkeelle niitä alueita varten, jotka ovat kaikkein suuremmassa hädässä. Mikäli muutoksia tarvitaan, ne voidaan tehdä vielä tällä rahoituskaudella. Komission ehdotus kohesiopolitiikaksi 2020 vuoden jälkeen pitää sisällään katastrofin hallinnan ja ilmastonmuutoksen mukautumisen. Ne ovat erityistavoitteita, prioriteetteja, valmistelutoimet mukaan ottaen infrastruktuurin parantaminen, erilaisten väestön suojen rakentaminen, varhaisvaroitusjärjestelmän luominen ja myöskin väestön kouluttaminen, mukaan luettuna rajat ylittävä kouluttaminen, ovat kaikki mukana ohjelmassamme presidente. Muito obrigado pela sua intervenção. Eh, passamos agora... Kiitos näistä kommenteista. Nyt kuuntelemme puheenvuorot. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Edustaja Monserrat, olkaa hyvä. Intervención sin recordar. On pakko muistuttaa kuitenkin ihmisistä, jotka menettivät eh, onnettomuuksissa henkensä, kadonneita ihmisiä, loukkaantuneita. Välitän kaikille tukemme ja rakkautemme. Espanja on kärsinyt hirvittävistä seurauksista Gloria-myrskyn jälkeen muutama kuukausi sitten ja sitten tämä Dana-myrsky. Ja monet naapurit ovat nähneet, miten heidän katunsa, kotinsa, autonsa, polt, peltonsa ja muut olivat tuhoutuneet on ollut valtavasti menetyksiä taloudellisesti ja, ja tämä on ollut vaativaa ekojärjestelmälle, taloudelle, esimerkiksi riisiviljelykset ovat kärsineet val- valtavasti. On syntynyt myös ympäristövahinkoa ja on menetetty satoa yli 4 miljoonan euron edosta. Sitten esimerkiksi Valencia on nyt, jossa sitruunaviljelykset muut viljelijät ovat menettäneet valtavasti tuohon, samoin Balearit jotka menettivät uimarantansa, Andalusia, Mursia, Castellan Mansa, Aragon ovat kärsineet. Espanjalaiset tarvitsevat nyt nopeaa reaktiota, joka on tuloksellista Espanjan hallituksen toimista. Me vaadimme hallitukselta, että se arvioi tuhoalueet nopeasti, a- välittää nopeasti apua ja pyytää solidarisuusrahastosta tukea EUlta ja määrittelee katastrofialueeksi tietyt alueet. EU ei voida jälkeenpäin. Meidän pitää saada aikaan solidaarisuus ja kohesiorahasta tätä varten pitää tehdä tehdä yötä, työtä, jotta saadaan parempi yhteinen maatalouspolitiikka, että saadaan enemmän resursseja ja voidaan ennakoida riskejä viljelijöille ja karjan kasvattajille. Vihreä sopimus, joka ottaa huomioon myös viljelijät ja äh, investoi metsiin ja jokien hoitoon, jotta voidaan estää tällaiset tapahtumat jatkossa. EU e ei voi kääntää katsetaan, sen pitää toimia. Espanjat ovat kärsineet tästä, heidän ei voi odottaa enää yhtään enää. Ja kansanpuolue ei lepää ennen kuin tämä apu päätyy perille. Emme koskaan halua jättää heitä jälkeen kehityksestä. Kiitos. Seuraavan puheenvuoron saa Maestra Martín de Almagro, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Noin kuuka- vasta kuukausi sitten alkoi, tai lyhyen ajan kohdalla kolmas kerta jo keskustelemme tällaista aiheesta, eikä tämä varmasti jää ainoaksi, koska, ainoaksi, koska ilmastonmuutos on todellisuutta, sitä ei voida kiistää. Se näkyy näissä myrskyissä, joita Espanjakin on kokenut. Komission tietojen mukaan, omien tietojen mukaan yli tuhat No, yli 500 000 ihmistä on altistunut näille ilmiöille. On ö, paljon ja 2,2 miljoonaa ihmistä on joutua kärsimään ran- rannikkoalueilla. Tämä on ongelma Espanjassa, mutta se on kaikkien ongelma, koska se on kaikkien ongelma, pitää alkaa ottaa se vakavissaan. Siksi on hyvin tärkeää ottaa soveltaa toimenpiteitä, että ennakoidaan näitä ja ennaltaehkäistään välittömästi otetaan soveltamaan solidisuusrahaston apua. Me tarvitsemme tätä siihen, että näytämme, että tämä on myös kohesiota ja meidän maamme, niin kuin mikä muukin maa, voi saada tukea EUlta, jotta voidaan korvata maatalouden menetykset esimerkiksi, joita tämä on synnyttänyt, voidaan pelastaa. On menetetty ihmisen henkeä, sitä ei voida pelastaa ikävä kyllä, mutta pitää pysyä Espanjan rinnalla että autetaan näitä tuhoista kärsineitä perheitä ja alusektoreita, jotka kärsivät myrskyistä. Ja niin kuin sanoitte, varapuheenjohtaja pitää nopeasti ja so, äh, joustavasti soveltaa kyseistä rahastoa. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Susanna Solis Peres. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä sanostanne komissaari. Äh, tulvat kärsivät. 14 äh, ihmistä menti henkensä, kaksi katosi haavoittuneita. Tämä on tuhoisa lopputulos Kataloniassa, Valensian alueella, Mursiassa, Aragonissa. Mm, on menetetty miljoonia infrastruktuurin tuhossa ja viljelyksillä. Öö kokonaisia uimarantoja on hävinnyt sitrusviljelykseen ja niin edelleen. Ja ka- nämä alueet ovat riippuvaisia matkailusta ja viljelyksistä. Tämä ei ole mikään erillinen tapahtuma. Dana myrskystä juuri olemme selviytyneet ja nämä ilmiöt vain tulevat lisääntymään. Haluaisin tänään pyytää komissiolta, että saisimme tehokkaita ehdotuksia ja minä ehdotan kolmenlaista toimintaa. Ensin solidarisuusrahasto, meidän pitää ottaa se käyttöön, mutta jos näitä ilmiöitä tulee lisää, niin meidän pitää lisätä budjettia rahastossa, jotta se, jotta se voidaan kattaa kaikki tuhoa kärsineet. Sitten pitää parantaa toimintaa. Me emme voi toimia liian byrokraattisesti. Viljelijät vieläkin odottavat apua Dana kun jäljiltä Espanjassa. Sitten pitää parantaa kaikilla tasoilla ennaltaehkäisyä luonnonkatosven ehkäisyä ja miten sopeudutaan ilmastonmuutokseen. Se on ratkaisevan tärkeää, että voidaan pelastaa ihmishenkiä. Meidän pitää käyttää hyväksemme solidaarisuutta, keskeinen EU-arvo. Sitä todella tarvitaan nyt. Kiitos. Eh, no Seuraavaksi puheenvuoron saa Riva Hiner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Gloria myrsky aiheutti tuhoa Katalonissa ja mu- muualla maassa yli 13, 13 ihmistä menetti henkensä. Tämä ilmastotekijä on vaikuttanut en uskomattomalla tavalla ja tuhonnut suurta ja se on selkeä seuraus ilmastonmuutoksesta. Glorian myrski hävitti infrastruktuuria, uimarantoja merenrannoilla. Se aiheutti vakavaa tuhoa Ebron deltalla ja muualla. Ensimmäisten arvioiden mukaan tuhot olisivat 74 miljoonaa pelkästään Barcelonan alueella iso osa BKTstä. Tarvitaan nopeaa reaktiota ja pyydämme, että Euroopan komissio ja Espanjan hallitus tekevät kolme asiaa. Ensinnäkin nopeasti ottavat käyntöön Euroopan aluekehitysrahastosta varoja, jotta voidaan yhdessä rahoittaa tuhoa ja korjata tilannetta. Ja niin kuin täällä sanottiin, tarvitaan sitä solidaisuusrahastoa, mutta myös täytyy laatia erityinen toimintasuunnitelma Välimeren rannikkoalueelle ja suistoalueelle ja pyritään suojelemaan Ebron suistoa ja autetaan Katalonian hallitusta ja alueen kansalaisia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron sai minuutin ajaksi edustaja Marko Deost. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea haluan ilmaista solidaarisuutemme espanjalaisille kollegoille ja koko Espanjalle sen katastrofin takia, joka siellä koettiin viime viikolla. Minä olen esittelijäryhmässämme, kun kyse on unionin eh, siviilisuojelumekanismista, niin haluaisin todeta, kuinka tärkeää on tehdä ennaltaehkäisevästi luonnonkatastrofeja ajatellen. Ennen kaikkea on toimittava niin, että saamme uudenlaisen ennakointikulttuurin ja eh, ennaltaehkäisykulttuurin. Tarvitaan innovatiivisuutta ja myös pitkäkatseisuutta. Näin voimme välttää tai ainakin vähentää niitä inhimillisiä ja sosiaalisia kustannuksia, joita nämä dramaattiset katastrofit aiheuttavat. Toinen perustekijä on se, että täytyy kouluttaa henkilökuntaa, kansalaisia ja myös siviilisuojelusta vastaavia siviilejä. Tätä myös ehdotetaan uudessa asetuksessa. Haluan kiittää kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka ovat toimineet aktiivisesti näissä luonnonkatastrofeissa. Kiitos puhemies. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa puhemies. Gloria myösky iski erityisen kovasti Andalusian, Balearen saariin, Katalonian, Mursia, Valensiana. Nämä ovat muutamia alueita, jotka kärsivät myrskystä tällä hetkellä. 14 ihmistä on menettänyt henkeensä ja on lukuisia loukkaantuneita. Gloria aiheutti tuhoa infrastruktuurin kaupungeissa, viljelyksillä, liikehuoneistoissa ja niin edelleen myös tämän kaupunkisuunnittelun liiallinen suunnittelu on aiheuttanut valtavasti vahinkoa rannikkoalueella. Ilmastonmuutoksella on näkyviä seurauksia. Se vaikuttaa konkreettisesti koko maassamme olemme kärsineet vakavista tulvista koko Espanjan alueella, myös Baskimaassa ja Navarassa on tärkeää arvioida tuhojen määrä, se on, tässä on kyseessä miljoonien menetykset. Nyt parlamentissa pyydämme ensinnäkin tukea, jotta voidaan ottaa käyttöön sosiaalirahasto katastrofia varten. Tarkennetaan kriteerejä, jotta ei maita kohdella erikseen, vaan otetaan huomioon yhteinen syy ilmastonmuutos. Sitten tiukempia toimia kaupunkisuunnittelun korruptoitumista vastaan ja pitää toteuttaa ilmastovastaista politiikkaa. Ei pitää odottaa seuraavaa seuraavaa katastrofea ennen kuin olemme toimi, alamme toimia. Tässä on kyse ihmishengistä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Komin Joli Veres. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Micro. Gracias, señor presidente, ah, la semana pasada... Kiitoksia puhemies. Viime viikolla Kata, Katala, Katalonian ja Valensian rannikoilla käsittiin myrskystä, jota kutsuttiin paradoksaalisesti Gloriaksi, joka vaikutti myös Baleareihin, Pohjois-Kataloniaan, Ranskan alueeseen, Espanjan itsenäisiin alueisiin, Andalusia, Mursia, Aragon olivat näitä Kataloniassa, Siron ympär- alueella aivan erityisesti käsittiin tuhoa. Varmastikin syynä on ilmastonmuutos. Se on pääsy näihin myrskyihin. Kuitenkin Ebrojoen tapauksessa vaikutusta on pahentanut vielä eh, suistoalueen aikaisempi tilanne. Pitää muistaa, että Espanja ei täytä täysin vesidirektiivin määräyksissä vaaditaan, että jokipohjien sedimenttejä pitää suistoalueelta vapauttaa, jotta vesi pääsee kulkemaan. Jo vuosia sitten katalaani euromepit ovat pyytäneet, että näin toimittaisiin. Tällä hetkellä suistoalue on menettänyt yli 800 tuhatta kuutiometriä maata. Gloria on aiheuttanut 14 kuolemantapausta Espanjassa. 15 mi- miljoonaa hehtaaria viljelosta on kärsinyt. Mitä komissio ehdottaa, että voidaan auttaa korvausvaatimusten toteuttamisessa? Seuraavaksi puheenvuoron saa González Pons, olkaa hyvä. No Kiitos. Ei voida kuvitellakaan minun alueeni tuhoa. Tulva on todellinen katastrofi. Kaksi tulvaa lyhyessä ajassa on ilmastonmuutosta katastrofaalisessa muodossaan syyskuussa. Valensian alueella yli 15 miljardin tuhot syntyi, tai milloin tuhot, mutta 72 miljoonaa on tuhot viljelyksillä, on menetty siltoja, teitä, albuferas oli vakavia vahinkoja, menetettiin myös ihmishenkiä ja eurooppalainen tukiherrakomissaari, sitä ei ole tulossa. Solisuusrahasto syyskuun tulvien varalla ei vieläkään ole otettu käyttöön näitä varoja ja Espanjan hallitus on jo pyytänyt tätä tukea ja rakennerahastoista ei ole määritelty yhtään rahaa korjauksia varten. Me tarvitsemme Euroopassa tukea, koska ilmastonmuutos ei tule koskaan koskemaan vain meitä. Me olemme tässä ensirintamassa, mutta se tulee vaikuttamaan kaikkiin. Haluan sanoa, että tällainen tulee toistumaan. Ja voidaan kuitenkin pitkälti välttää näitä tuhoja. Tarvitaan suunnitelma äh, luonnonkatastrofeja varten. Ja jos me emme puutu asiaan äh, ja sitten siirty, siirtymävaiheen rahasto, ympäristö siirtymävaiheen rahasto, sen ei pidä oda, voida odottaa. Myös luon pitää äh, sopeutua tähän uuteen tilaisuuteen. Ja nämä tuhot, joita nyt syntyy omallakin alueella, niitä pitää ha- harkita ja pitää miettiä tukia viljelyille ja muille koska muutoin ihmiset menettävät elinkeinonsa ja ennen kaikkea voivat menettää jopa henkensä. Kiitos. Pyydän kaikkia kollegoita kunnioittamaan puheaikoja ja puhelistaa. Pyydän hiljaisuutta. Seuraavaksi puheenvuoron saa Immaculada Rodriguez Piniero. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä komissaari. 14 ihmistä on kuollut. Se on toinen kerta neljässä kuukaudessa, kun rannat, vil, pellot, kaupungit ovat joutuneet veden alle ja ilmastonmuutos vaikuttaa näin tuhoisella tavalla Välimeren alueella Espanjassa ja erityisesti Valensian äh, alueella. Se on minun vaalipiirini, se on todella haavoittuvainen alue Euroopassa. On välttämätöntä, että komissio ryhtyy tiukasti toimiin. Sen pitää olla kansallisten rinnalla ja tehdä yhteistyötä Espanjan viranomaisten kanssa, jotta kiireellisesti voidaan välittää kaikki käytössä olevat resurssit, jotta voidaan toimia näitä vaikutuksia vastaan tehokkaasti, mutta on tärkeää toimia keski- ja pitkällä aikavälillä myös, jotta voidaan minimoida jatkossa tällaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Näin ollen, komissaari, pyydän, että komissio laatii strategian, ilmastostrategian erityisesti Välimeren alueelle meiltä on aika päättymässä Albufera Valensiassa, Ebron suisto, Marmenor Murhiassa ovat todella tärkeitä ekologisessa mielessä ja niitä täytyy suojella. Ja yhteistyö ja resurssit on tarpeen. Ei yhtään ihmisen saa enää menettää. Me, e- ihmiset odottavat meiltä apua, emmekä voi aiheuttaa heille pettymystä. again. Hyvät kollegat, vielä kerran pyydän teitä kunnioittamaan puhujia, jotka ovat äänessä parhaillaan. Silence, please. Pyydä hiljaisuutta. Last speaker on my list. Viimeinen puhuja puhujalistalla on edustaja Pospisil. One minute, please. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dear colleagues, I have to... Hyvät kollegat, täytyy vielä kerran pyytää teitä olemaan hiljaa, jotta voimme päättää tämän keskustelun. Muutoin äänestykset sitten lykkääntyvät. Anna nyt puheenvuoron kollegalle, edustajalle Jiri Pospisille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, děkuji pěkně, pane předsedající. Já se pokusím. Kiitos paljon, puhemies. Yritän puhua hyvin lyhyesti vain. Haluaisin ilmaista tukeni ja solidaarisuuteni Espanjan kansalaisille. Komission täytyy mahdollisimman nopeasti alkaa auttaa espanjalaisia minun maassani. On hyvin paljon kokemuksia solidaarisuusrahaston käytöstä. Aina ongelma oli hakumenettelyiden hitaus. Voisiko komissio tehdä parhaansa, jotta Espanjan hakemus voitaisiin käsitellä mahdollisimman nopeasti. Solidaarisuusrahasto on hieno väline, mutta mikäli pitää odottaa yli puoli vuotta ennen kuin rahaa saa vahinkojen kor- korjaamiseen, niin tämä on valtavan pitkä viive. Uskon, että meidän pitäisi täysin uudistaa solidaarisuusrahasto. Ilmastonmuutos edellyttää enemmän rahoitusta yksittäisille jäsenvaltioille, jotka ovat joutuneet äh, tai joutuvat jatkossa ilmastonmuutoksen kouriin. Tarvitsemme myöskin mekanismin, jonka avulla voidaan joustavammin reagoida katastrofitilanteisiin, mikäli kestää kuukausia ennen kuin hakemus on käsitelty ja sitten parlamentin täytyy hyväksyä ja neuvoston täytyy hyväksyä myöskin asia, niin tästä menee, tähän kaikkeen menee 9-12 kuukautta. Voi sitten nyt nopeuttaa menettelyitä, jotta apu menisi nopeammin perille. Kiitos, hyvät kollegat. Nyt voimme mennä eteenpäin. Menettely ilman puhujalistaa. Estaras Ferragut. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Gloria myrsky iski Espanja erityisesti Välimeren alueella viime viikolla 14 metrisiä aaltoja. Ne tiet, talot kärsivät ja suljettiin satamia kaikkialla Balen, Barcelonassa, Valensiassa ja muualla. Kuolemantapauksia oli ihmisiä katosi omalla alueella niin valtavasti tuhoa ja vahinkoa. Ja tämä tietysti vaikuttaa ihmisiin taloudellisesti ja sosiaalisesti koko Espanjassa. Tässä muutamia paikkoja omalta alueeltani Valerin saarelta kärsivät todella paljon myrskystä. Pyydän, otetaan käyttöön solidaisuusrahasto. Sitä muutettiin hiljattain viimeisellä vaalikaudella, jotta poistettaisiin liiallista byrokratiaa. On välttämätöntä saada henkeä eurooppalaiseen solidarisuuteen ja tukea näin Espanjaa ja sen tuhoa näitä alueita. Kiitos. Jälleen kerran kollegat, pyydän teitä kunnioittamaan äänessä olevaa puhujaa, jotta saamme tämän puhujalistan loppuun. Puheenvuoron saa kollega Alicia on yksi minuutti. No vaan. mikrofoni. rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, you've Ahora. got micro now. Is, is not working? Yeah, it's working. Okay. Kiitoksia puhemies. Gloria Myrsky osoittaa, että pitää ryhtyä toimiin EU-ssa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset va- äh, ruoskivat Välimeren aluetta erityisesti omalla alueella Majorkan saarella. Sitten viime vuoden aikana olemme kärsineet myrskyistä ja sitten Gloria myrsky Baleron ja Valencia muun muassa 14 ihmistä menette henkensä. Baleren saarella vieläkin on ihmisiä äh, kateissa. Haluan välttää terveydyksenä heidän perheelleen. Joka kerta näitä myrskyjä tulee yhä useammin. Tämän takia kaikkein eniten tästä kärsineet alueet pyytävät apua, jotta voidaan saada tukea vahinkojen korvaukseen. Solidarisuusrahasto Tuossa täytyy olla käytössä mekanismi, jotta voidaan ottaa kiireesti käyttöön varoja alueilla, jotka ovat kärsineet tuhoa. Baleareilla myrskyn vaikutukset ovat olleet kaksinkertaiset. Materiaalisten ihmishenkien ja tuhon välillä on käsitty myös maanviljelykseen tämä on vielä yksi lisäsyy, että EU ottaa huomioon saaritilanteen, koska se on, aiheuttaa al- suurta haavoittuvaisuutta. Muito obrigado. Palavra... Kiitos. Seuraavaksi kollega Eli Gauss. Colleagues, Hyvät kollegat, tänään olen viimeistä kertaa Ison-Britannian edustajan Euroopan parlamentissa. Surullista kyllä, me keskustelimme tänään solidaarisuudesta eu tasolla ja katastrofeiden torjunnasta Espanjassa. Haluaisin osoittaa henkilökohtaista myötätuntoani ja solidarisuuttani tulon uhreja kohtaan. Tällaiset tulot eivät ole täysin luonnollisia ilmiöitä enää, koska me tiedämme, että ilmastonmuutos tekee näistä katastrofeista yleisempiä ja vakavampia. Olin parlamentin jäsen seitsemän kuukautta. Olen koko sen ajan pyrkinyt samaan aikaan voimakkaampia toimia Euroopassa ilmastokriisiä vastaan. Tuolla lehterillä on West Midlandsin alta 27 nuorta ihmistä. Nuorten ääni on nyt kuultu. Se on ollut erittäin voimakas. Heidän pyyteitensä mukaisesti meidän nyt nopeasti ja ponnekkaasti ryhtyä torjumaan ilmastonmuutosta. Sitä he vaativat. Although I will no longer serve in... En enää ole pian parlamentin jäsen Brexitin vuoksi. Menen takaisin Ison-Britannian ja pyrin omassa maassani viemään voimakkaasti asioita eteenpäin. Toivon, että eurooppalaiset ystävät ja kollegat parantavat, nostavat myöskin kunnianhimon tasoa Euroopan unionissa. Solidaarisuus Euroopan unionissa on toivon mukaan yhä vahvempaa ja tarvitsemme myöskin maailmanlaajuista solidaarisuutta, jotta voimme vastata haasteisiin yhdessä. Ensemble, zusammen, together, sama kolmella kielellä. Kiitos. Muito obrigado. intervenção. Kiitos. Viimeinen puheen vuoro. Aguilar Marsali, yksi minuutti, olkaa hyvä. Señor presidente. Puhemies, haluan osoittaa solidaarisuutta niin kaikkia uhreja kohtaan, jotka kärsivät Gloria myrskystä Espanjan rannikoilla Ikävä kyllä, myös kuolematapauksia on ja menetetty valtavasti, me, me, valtavia tietysti maataloudessa. Syyskuussa, niin kuin täällä on sanottu, oli toinen myrsky, Dana-myrsky. Se synnytti myös valtavasti vahinkoa, erityisesti maanviljelyksessä. Ikävä kyllä, viljelijät edelläkään eivät ole saaneet luvattua tukea. Uusi Gloria-myrsky vahingoitti valtavasti näitä sitruunan on äh, kasvat, sitruunojen kasvattajia ja viljelijöitä, jotka ovat aivan epätoivoisessa tilanteessa. Haluan kiittää komissiota solidarisuuden osoituksesta, mutta haluaisin korostaa, että on hyvin tärkeää äh, reagoida nopeasti ja tehokkaasti ja tässä voitaisiin käyttää yhteistä YMPtä, kohesiorahastoa ja solidaisuusrahastoa, jotka EUlla on käytössään. Kiitoksia puhemies. Muito obrigado. Kiitos. Tämän keskustelun lopuksi puheenvuoron saa vielä komission varapuheenjohtaja Sefcovic. And please, colleagues, let... Hyvät kollegat. Debate. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. President. And... Kiitos puhemies. On ilo vastata näihin hyvin tunnepitoisiin puheenvuoroihin jäseniltä, erityisesti Espanjasta. Kyse on Gloria myrskyn aiheuttamista tuhe, tuhoista ja niistä puhumme nyt täällä täysistunnossa. Tämä katastrofi on taas esimerkki siitä, että ilmastonmuutosta ei voida enää jättää huomiotta. Kyse on todellakin hätätilanteesta ja olen Montserran kanssa samaa mieltä, kun hän totesi, että meidän on toimittava nopeasti, mutta joustavasti tarpeellisella vauhdilla. Haluan vakuuttaa teille puhemies ja arvoisat jäsenet, että uusi komissio on työohjelmansa ja poliittiset tavoitteet suunnitellut niin, että voimme vastata näihin haasteisiin täysipainoisesti tulevina vuosina. Haluaisin korostaa myös sitä, että ymmärrän oikein hyvin maistre Martin de la Magron kommentin siitä, että kun kyse on tällaisten katastrofien laajuudesta ja siitä, miten ne vaikuttavat paikalliseen talouteen, niin todellakin ymmärrämme ne dramaattiset vaikutukset, joita myrskyillä on. Haluan kiittää edustaja Gonzales Ponssia siitä, että hän kuvaili tämän tilanteen niin, että kyse on ikään kuin luonnonkatastrofien sarjasta, ei yksittäisistä tapahtumista, ja nämä tuhoavat koko alueen. Haluaisin vakuuttaa kaikille teille, että komissio on sitoutunut auttamaan Espanjaa ja muita jäsenvaltioita, jos luonnonkatastrofien vaikutukset niihin kohdistuvat. Haluaisin tehdä kuitenkin selväksi vielä sen asian, että meidän kaikkien on toimittava paljon nopeammin te olette hyväksyneet sääntöjä. Ne tarvitsevat ensinnäkin sen, että ne tulevat mahdollisimman nopeasti voimaan ja niitä täytäntöön pannaan. Komissiossa täytyy toimia nopeasti varojen mobilisoimiseksi ja haluan vakuuttaa teille sen, että emme viivyttele päivääkään, kunhan täytäntöönpanosta on sovittu, niin me toimimme nopeasti. Mutta ikävä kyllä mobilisointi vaatii aikaa. Se tarvitsee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän. Näin ollen olemme ennakkomaksuja mobilisoineet Dana-myrskyn osalta ja nyt odotamme vielä hakemusta, jonka Espanja sitten esittää, Espanjan viranomaiset esittävät Gloria-myrskyn kohdalla. Korostaisin myös sitä, että solidarisuusrahastohan ei ole ainoa väline, joka meillä on käytössämme. Meillä on rakennerahastot, kohesiorahasto, niidenkin kautta voidaan helpottaa tällaisten luonnonkatastrofin aiheuttamia vaikutuksia. Kenties jatkossa voitaisiin keskustella siitä, mitä voisimme tehdä yhdessä niin, että varmistettaisiin, että solidarisuusrahaston käyttöönotto tapahtuisi nopeammin ja mitä muita välineitä voitaisiin käyttää, jotta näissä luonnonkatastrofitilanteissa voitaisiin ihmisiä auttaa. Ikävä kyllä näitä katastrofeja on tulossa ilmastohätätilan takia entistä useammin. Kiitos puhemies. Kiitos varapuheenjohtaja. Kiitos tästä puheenvuorosta ja näin tämän aiheen käsittely päättyy. Nyt voimme sitten siirtyä äänestyksiin. Kiitos. Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Nyt me siirrymme äänestyksiin. Edustaja Chambatski haluaa sitä ennen käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puhemies. Arvon kollegat, Sassolin tekemä, puhemies Sassolin päätös, joka perustuu työjärjestyksen artiklaan kolme, ja on sanotaan, että Euroopan parlamentin jäsenten täytyy toimia kurinalaisesti täysistuntosalissa. Heillä ei ole lupaa pitää yllä minkäänlaisia kansallisia lippuja tai julisteita. Kansalliset liput eivät ole kuitenkaan mitään mielenosoituksen välineitä. Kansallisia lippuja ei minun nähdäkseni voida kiertää, kieltää. Kollegat joskus käyttävät symboleja, jotka ovat kiistanaisia. Nyt minä vaadin, että kokous kumoaa puhemiessa Soolin eriskummallisen päätöksen. Minä aion pistää nyt kansallisen lippuni eteeni tähän pöydälleni. Mikäli joku haluaa se minulta viedä, niin saa kyllä käyttää sitten voimakeinoja. Muuten en siitä luovu. Jambatski, I will... Edustaja Jambatski, en nyt halua avata keskustelua tästä aiheesta. Haluaisin vain, että luette huolellisesti voimassa olevat säännöt, varsinkin artiklan 10 kohdan 3. Sen selkeästi todetaan, että jäsenillä ei ole oikeutta käyttää minkäänlaisia julisteita tai plakaatteja, ja muutenkin täytyy kunnioittaa täysistunnon arvokkuutta. Siksi puhemies teki säännön pohjalta päätöksen. Edustaja Chambatski, me, minä kyllä voin toimittaa tämän viestin eteenpäin puhemiehelle, mutta tästä ei nyt keskustella. Rova Inetfeld, minä pyydän, kunnioittakaa parlamentaarista arvokkuutta täällä. Rova Inetfeld, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin pyytää huomiotanne muutamaksi sekunniksi asiaan, joka liittyy myös parlamentaarisen demokratiaan ja suhteisiin Euroopan unionin ja Venäjän välillä toissapäivänä kuulimme, että hollantilainen me Meppi, joka kritisoi Venäjän hallitusta ja on Magnitski-lain taustalla, on nyt joutunut mustalle listalle eikä pääse matkustamaan maahan. Aivan niin kuin jotkut tämän parlamentin jäsenistäkin. Ehdottaisin, että parlamentti toimisi solidaarisesti ja olisi yhteydessä Borelliin niin, että hän olisi yhteydessä Venäjän viranomaisiin. Kiitos. I will pass this message. Voin toimittaa tämän viestin eteenpäin puhemiehen tietoisuuteen. Kiitos Rova Inetfeld. Täällä on vielä työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Kondinski. Thank you, ma'am. Uh, uh, Kiitoksia työstyspuheenvuoro 195 säännön mukaisesti, joka liittyy säännön 181 kohdan 1 kohdan rikkomiseen puhemiehen toimista. Arvoisa puhemies, parlamentin puhemies, piti kaikkia meidän tarkistuksiamme juurivaliokunnan mietintöön sellaisena, että niitä voi ottaa vasta käsittelyyn. Mitä, on tässä, mik, mitä siinä on vikaa, kun sanotaan, että kansalliset äh, la, vaalisäännöt pitää pitäisi tulkita EU-lain mukaisesti. Mitä on väärin, kun sanoo, että parlamentin menettelyt ovat sääntö, tämän parlamentin, sään, parlamentin sääntöjen mukaisesti pitäisi ottaa huomioon? Ei tässä ole mitään, äh, tai voida hyväksyä, ehkä ei ole samaa mieltä sisällöstä, mutta puhemiehen tehtävä ei ole päättää substanssikysymyksistä. Me päätämme sisältökysymyksistä Parlamentin enemmistö päättää näistä asioista. Kaikki, mitä puhemme piti tehdä, oli päättää, voidaanko asettaa käsittelyyn vai ei. Ja tarkistuksessa ei ollut mitään, e, ei nimiä, eikä mitään muutakaan laitonta tietoa. Haluan sanoa vielä, että päätös seuraa sitä politisoivaa parlamentaarista päätöstä koskien valtakirjan tarkastusta. Ja hän ei ole mikään kuningas, hän on puhemies. Me olemme Euroopan parlamentissa, eikä kyse ole perustuslaillisesta monarkiasta. Antakaa nyt meidän parlamentaarikkojen päättää näistä kysymyksistä. I will... Hyvät kollegat, sanoit vain, että työjärjestyksen sääntöjen mukaan työjärjestyksellä kaikkien täytyy kunnioittaa tarkistusten osalta päätöksen tekee puhemies sen suhteen, voiko tarkistuksen ottaa käsittelyyn tai ei. Nyt menemme äänestyksiin. Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro, jota te nyt pyydätte? Ei. No siinä tapauksessa en anna puheenvuoroa nyt ei voida esittää sinisiä kortteja, vaan menemme nyt äänestyksiin. Parlamentin istuntokalenteri 2021 vuodelle on ensimmäinen asia, josta äänestetään. Onko tämä nyt työjärjestyspuheenvuoro, jota te pyydätte? No hyvä on. Siinä tapauksessa saatte puheenvuoron. Out the flags. Niin, lipuista. Yes. Ei, anteeksi, mutta tämä ei käy. Työjärjestyspuheenvuorot Pahoittelen, mutta en voinut antaa puheenvuoroa. Kyse on puhemiehen tekemästä päätöksestä. Minä voin toimittaa teidän viestin hänelle ja saattaa tästä vielä keskustellaan, mutta ei nyt. Työpuhemies ja edustaja puhuvat samanaikaisesti. Ja nyt puhujan mikrofoni suljetaan. Tämä ei ollut mikään puheenvuoro. Työjärjestyspuheenvuoro sanoo puhemies. Onko täällä vielä yksi puheenvu- työjärjestyspuheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. It is in fact in... Kyllä. Tämä liittyy menettelytapoihin. Tämä puoluevaltuuskunta, joka oli eh, suuri vaaleissa ja joka edustaa 5,4 miljoonaa äänestäjää enemmän kuin mitä joissakin jäsenvaltioissa on kansalaisia, on nyt syrjäytetty täysin. Pyydän anteeksi, mutta tämäkään ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Nyt menemme äänestyksiin. Parlamentin istuntokalenteri 2021. Olen saanut kaksi tarkistusta vuoden 2021 kalenteriin. Ensin tarkistus kaksi kättä nostamalla puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Puolintakokouksen ehdotus, josta ilmoitettiin tammikuun 16. päivä, on siksi näin muutettuna hyväksytty. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Parlamentin istunto kalenteri 2022. Siihen ei ole tehty tarkistuksia. Puheenjohtajakokouksen ehdotus, josta ilmoitettiin 16. tammikuuta, on näin ollen hyväksytty. Sitten sitten seuraava äänestys Netingan mietinnöstä kyse valtakirjan tarkastamisesta. Ensin äänestämme kohdasta kolme ensimmäisestä osasta kättä nostamalla puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää Ehdotan sen, että tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kohta kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi johdanto osan kappale L, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Nyt sitten loppuäänestys tästä mietinnöstä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana Tinialjin mietintö Täällä on puheenvuoropyyntö. Ei olekaan. Edustaja Regner, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron.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 warum unser Unsatz Hier, was Olga, meins geht, ruf sie mal zu dir. Deins mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you... Toimiiko tämä mikrofoni? Oh, great. No niin, nyt mikrofoni toimii. Hienoa. Kiitos paljon siitä, että sain puheenvuoron ennen äänestystä. Haluaisin muistuttaa kaikista, kaikille siitä, että sukupuolten tasa-arvo on asia, jonka osalta tehtiin maaliskuussa 2019 päätös, päätösasema muodossa. Siinä todettiin, että sukupuolten tasa-arvo, tasapaino täytyy saada toteutumaan näistä äänestyksistä. Nyt kaikki ehdokkaat ovat miehiä. Olisin vain muistuttaa teille tästä viimevuotisesta parlamentin päätöslauselmasta, jota nyt ei kunnioiteta. Thank you, so we will continue. No, jatkamme äänestyksiä. Ensimmäinen mietintö, jonka Rovatin Jali on laatinut, liittyy Petra Macharon nimittämiseen. Kyse on salaisesta äänestyksestä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Tine mietintö. Jesus Saurinan nimitys. Jälleen kerran salainen äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edelleenkin Tinaljin mietintö de Carpentierin nimittäminen. Jälleen kerran salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edelleenkin tinalgi mietintö Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen kyseessä on ehdokas Jerry Cross. Salainen äänestys edelleenkin ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. We move to the next point. Silmi seuraavaan asiaan. Kyse on 111 artiklan kolmannen kohdan mukaisesta vastalauseesta, joka koskee titanidioksidia. ECR-ryhmän päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestämme tästä kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mikäli haluatte, että tämä tarkistetaan koneellisesti, niin kyllä se voidaan tehdä, vaikka tämä ihan selvää kyllä olikin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Seuraavaksi äänestys yleislaturista mobiileille radiolaitteille johdantosan kappale A kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätösasemassa kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sukupuolten palkkaero päätösauselma esitys ECR-ryhmältä. Äänestys nimenhuutoäänestyksen koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme nyt sitten neljän poliittisen ryhmän yhteistä päätösasemasta tarkistus seitsemän äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty, joten äänestämme kohdasta kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatteko, että toinen osa tarkistetaan koneisesti? Hyvä on. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäs osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti Raukea ja siirrymme tarkistukseen kaksi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän. Alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 14. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Toinen osa nimenhuutona äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Ensimmäinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutona edelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tehty. Tarkistus 5 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Joten äänestämme nyt koko päätöslauselmasta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koska tämä on viimeinen äänestys, jossa brittikollegat ovat mukana, olisin kiittää heitä kaikesta siitä työstä, jota ovat tehneet Euroopan parlamentissa, ja toivon heille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä jatkossa. Thank you, colleagues. It ends Kiitos kollegat. Äänestykset olivat tässä tältä päivältä. Pidämme muutaman minuutin tauon ja sitten jatkamme äänestysselityksillä. Hyvät kollegat, voinko nyt pyytää, että asetutte aloinen, jotta voimme aloittaa äänestysselitykset. Mikäli joku ei halua osallistua tähän keskustelun osaan, voisivat nyt poistua ääneti, jotta voimme aloittaa keskustelun. Minä pyydän. Okay, so we will start the explanation of vote. Aloitamme äänestysselitykset ne, joita ei voitu hoitaa eilispäivänä. Sitä ennen minulla on ilmoitusasia. Uudistus Eurooppa-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle seuraavasta muutoksesta nimetymiksi. Marius Potos tulee korvaamaan Shavak Mohadirin kulttuurivaliokunnassa. Tämä päätös astuu voimaan samana päivänä, kun tämä ilmoitus tehtiin. Nyt minä pyydän, että ne, jotka eivät osallistu keskusteluun, poistuvat paikalta äänet, jotta voimme edetä äänestysselityksiin. Kiitoksia. Aloitamme äänestysselityksistä, joita ei hoidettu eilen ja sitten äänestysselityksen niihin aiheisiin, joista tänään äänestettiin. Voin kertoa, että äänestysselityspyyntöjä on suuri määrä ja voimme jatkaa istuntoa vain kello 13.30 saakka joten loput äänestysselitykset voidaan jättää kirjallisesti, mikäli tänään ei ole aikaa kuulla suullisia selityksiä kaikkia. Ensimmäisenä listallani on edustaja Shoitrovaa, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Děkuji za slova. Kiitos puhemies. Eilen kun äänestimme yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksesta, niin täytyy kyllä sanoa, että minulle henkilökohtaisesti tämä oli viiden vuoden aikana vaikein äänestys. Minä äänestin eh, erosopimusta vastaan, mutta tai olisin halunnut äänestää, mutta äänestin loppujen lopuksi puolesta, koska minusta kuitenkin eron tulisi pohja pohjautua sellaiselle sopimukselle, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset eh, Britanniassa ja Britannian kansalaiset EU:ssa saavat hyvän turvan. Kyse on tulevaisuuden hyvästä yhteistyöstä. Sen takia äänestin sopimuksen puolesta. Siitäkin huolimatta, että olen äärimmäisen surullinen tästä asian tilasta. Toivon, että tämä ei ollut mikään adieu, vaan au revoir. The floor is yours. Edustaja Ritchie, olkaa hyvä. Many... Tänään hyvin monet sadat miljoonat, tai sadat tuhannet ainakin, yhdistön kuningaskunnan kansalaiset surevat sitä, että menettävät EU-kansalaisuutensa. Toivottavasti parlamentti voi olla antelias meidän suhteemme ettekä kohtele meitä yhtä kylmästi kuin Brexit-kannattajat ovat kohdelleet teitä. Varoitan teitä kaikkia populismin vaaroista. Me olemme tässä ensimmäisiä uhreja. Älkää antako uhreja tulla enemmän. En voi voittaa tämän surkasopimuksen puolesta. Se on kuitenkin parempi EUlle kuin UKlle. Tosiasia, jolle Iso-Britannia tuntuu olevan sokea. Minä kiitän parlamenttia sen jatkuvasta hyvä, hyvästä ystävästä käytöksestä näkemiin. Next speaker. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gibson. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you for allowing me. Kiitos puheenvuorosta. Tänään puhun miljoonien eh, brittikansalaisten äänellä. Sydämeni on särkynyt. Tämä on valtava menetys oikeudet, vapaudet, kansalaisuuden, EUn kansalaisuuden menetän, osan identiteetistäni tässä samalla menetän ja arvostan sitä kovasti. Brexit on mielestäni virhe. En usko, että voin koskaan antaa anteeksi niille omaitua tavoitteville poliitikoille, jotka ovat tämän toteuttaneet me olemme mielestäni suurempia EU-ssa. Yhdistyneen kuningaskunnan tulisi olla johtajana Euroopassa eikä jättää unionia. Sydämeni on särkynyt. Thank you now. Kiitos. Yksi minuutti. Seuraavaksi edustaja Profi. Olkaa hyvä. Yesterday in this... Kiitoksia puhemies. Eilen täällä salissa liberaalikollegojen kanssa äänestiin Brexit-sopimusta vastaan. Tein näin, koska uskon, että vetäytymissopimus on huono sopimus Isolle Britannialle. Ei ole mitään sopimusta, joka on yhtä hyvä UKlle kuin se, että pysytään mukana EU:ssa. Seuraavat kuukaudet tuovat epävarmuutta ei vain maallemme, vaan myös EU-kansalaisille, e jotka elävät yhdessä kuningaskunnassa ja toisinpäin. Tämä sopimus ei mene tarpeeksi pitkälle suojellakseen heidän oikeuksiaan. Olen järkyttynyt, että tämä asia on Boris Johnsonin hallituksen ykköskysymyksenä, kun se neuvotteli. Olen häpeissäni siitä, että nyt EU-neuvottelijoiden jouduttuvat taistelemaan sen puolesta. Toivon, että seuraavina kuukausina EU-kollegat ja ystävät tulevat tukemaan meitä näinä vaikeina aikoina älkää alistuko Boris Johnsonin hallituksen vaatimuksiin. Toivottavasti jatkossakin teemme läheistä yhteistyötä naapureina. Jatkamme taistelua ilmastonmuutosta vastaan, joka on katastrofaalinen. Pidämme kiinni rauhasta maailmassa näinä turbulenttina aikoina. Toivon, että pysymme läheisinä ystävinä ja liittolaisina ja jonakin päivänä me palaamme. Thank you, Mr. Kiitos edustaja Patchen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. I'm really proud to have voted. Minä olen ylpeä, kun äänestin erosopimuksen puolesta ja pidin kiinni siitä demokraattisesta mandaatista, joka brittikansalaisilla on jättää unioni. Sopimus ei ole täydellinen, mutta Boris Johnson on luvannut siitä, että säätely herkaantuu, tuomioistu, EU-tuomioistuimen toimivalta päättyy, kalastus hoidetaan kuntoon eikä jatkoa tule. Verhofstadtin puheenvuoro eilen vain vahvisti minun näkemystäni siitä, että ero on oikea päätös. Hän sanoi, että Brexitin syynä oli se, että EU on antanut äh, periksi liian paljon, liian paljon opt-inneja ja autteja hän katsoo, että jäsenvaltiot täytyy täysin viedä suvereenius. Ei tämä ole se opetus, jonka Brexit meille antaa. Opetus on se, että kun siirrytään talousunionista supervaltioon, poliittisen supervaltioon, joka vaikuttaa kansalaisten elämään, niin tällainen aina päätyy epäonnistumiseen. Next speaker. Kiitos seuraavaksi. Edustaja Ward, olkaa hyvä. Kiitoksia. On ollut etuoikeus ilo olla täällä vuodesta 2014 äh, oman alueen vaalipiirin puolesta. Aikaisemmin olin politiikassa mukana ja tein työtä nuorison kanssa ja osallistuin moniin ohjelmiin, joita äh, Youth in Action, jossa tuli Erasmus Plus tuki ja näin koot, äh, nuoret kokoontuivat yhteen rajat ylittävällä Minä äänestin tätä sopimusta vastaan, koska en voi vi- hyvin mielin äh, äh, alkaa tätä kautta vähentämään kansalaisten oikeuksia, rajoittamaan mahdollisuuksia juuri näille nuorille, uhkaamaan turvaa, vakautta eh, ja rauhaa ja haitata Ison-Britannian mainetta. Monet väittävät, että on parempi nyt hyväksyä tämä, mutta minusta on aika kertoa totuus ja olla tilivelvollinen, eikä koskaan ole ollut kyse omasta työstäni niin meppinä, vaan miljoonista työpaikoista, jotka ovat pelissä Brexitin takia, ja perheistä ja yhteisöstä, joihin tämä vaikuttaa kielteisellä tavalla, ja suurin osa heitä ovat syrjä, syrjä, syötöntä ihmisiä köyhimmillä alueilla, ja EU ojensi heille auttavan käytä silloin, kun oma Westminsterin hallitus e, vähät välitti meistä. Kiitos. Thank you. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Delusi, yksi minuutti. It was not easy voting for the withdrawal. Erosopimuksen puolesta hyväksyminen ei ollut helppo tehtävä eilen. Hyvin paljon painostusta tuli Brexit puolelta ja luvattiin, että jatkoaika ei tule 2020 vuoden lopun jälkeen ja muut lupaukset vaikuttavat paljon vaalien alla ja tämä antoi Johnsonille ja puolueen mandaatin täytyy kunnioittaa tulevina kuukausina. Johnsonin täytyy pitäkin lupauksista osoittaa, että hän on sanansa mittainen mies. Tämä hieno demokraattinen liike, joka on toiminut Isossa Britanniassa, toivon mukaan toi, toimii innoituksen lähteenä. Myöskin silloin, kun ihmiset joutuvat uhanalaiseksi, heidän asemansa heikkenee. Nyt täytyy varmistaa, että suojelun tavallisia kansalaisia valtakoneistolta. Haluan kiittää miljoonia brittejä heidän kärsivällisyydestään. He eivät ryhty väkivaltaisiksi, vaikka heidän näkemyksensä tietenkin huomiotta toivon mukaan äänestystenkin yhteydessä ja ennen niitä voidaan aina asiat hoitaa rauhanomaisesti. Fox, yksi minuutti. Minä äänestin sopimuksen puolesta Tämä ei ole eh, goodbye, vaan au revoir, aivan niin kuin paidassani lukee. Ei sen takia, että palaamme EU-hun, vaan sen takia, että me tapaamme teidät pian ystävinä, tasa-arvoisina, kansalaisvaltioiden edustajina. Emme me tarvitse EU-ta yhteistyön eh, väyläksi. Pidetään yhteyttä jatkossakin. Minä olen ylpeä eurooppalainen minä pidän Euroopasta ja Euroopan unionista. Olen taistellut yksilöisten kansalaisten oikeuksien puolesta ja tämä tapahtuu nimenomaan kansalais, kansallisvaltion kautta. Pidän klassisesta musiikista, Beethovenista, ilo, hymni ilolle on vapaushymni eikä mikään EUn kansallislaulu. Kiitos niille, jotka ovat kuunnelleet meitä Brexitistä ja olleet avomielisiä. Kiitos niille vasemmalla ja oikealla, jotka pitävät kansallista sovereeniutta ja vastuuvelvollisuutta tärkeänä. Pidetään yhteyttä jatkossakin. Au revoir. Next speaker, Mr. Gallagher. Edustaja Gallagher. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Äänestin vetäkemissopimuksen puolesta. Syy on yksinkertaisesti se, että tarvitsemme järjestäytyneen eron EU-sta. Ja tässä vetäytymissopimus mahdollistaa sen, että voimme jatkossakin siirtyä neuvottelemaan tulevasta suhteestamme. Jos olisimme hylänneet tämän, tietysti se olisi sitten hallitsematon ero. Ja sillä olisi syvä, syvä vaikutuksia sekä Ison-Britannian että EUn kansalaisiin, omalta kannalta katsottuna myös e, Irlantiin. Nyt olemme varmasti muistan, että mitään kovaa rajaa Irlantiin ei synny, mutta nyt uskon kyllä siihen, että me pystymme hoitamaan kansallisten oikeudet ja kärsivätkö ne ajan kuluessa nyt kun tuleva sopimus jatkossa tehdään. Minä haluaisin tässä sanoa, että tämä on merkki, että minulla on suurta huolta siitä, aitoa huolta siitä, että Irlannin kansalaiset, jotka haluavat pysyä Irlantilla e- e- eurooppalaisena, että heillä tulee olemaan jatkossakin oikeutensa jotta, ja niitä ei heikennetä. Meidän pitää varmistaa periaatteiden e- pitkän perjantain periaatteet tai muuten nämä oikeudet heikkenevät. Thank you, Mr. Hook. Edustaja Hook seuraavana yksi minuutti. Singing with us yesterday and the kind... Eilen laulettiin yhdessä ja britti edustajille osoitettiin suurta myötätuntoa. Tämä kosketti. Brexit miltei pystyttiin pysäyttämään. Kun entinen hallitus menetti enemmistönsä työväen puolelle, liberademokraatit ja järkevät konservatiivit olisivat voineet luoda koalition ja antaa Brexit-päätöksen takaisin kansalaisten käsin. Näin ei tehty. Edistysmieliset ihmiset ja puolueet toivon mukaan löytävät yhteistä pohjaa sen sijaan, että tuitetaan menneisyyden virheitä ja erimielisyyksiä. Kompromissit eivät ole huono asia. Kompromissin avulla asiat saadaan hoidettua. Mikäli riidellään, tämä auttaa vain vastapuolta. Ison-Britannian nuorten nimissä pitäisi uuden liittyä EU-hun. 2024 vuonna voidaan Johnsonin enemmistö murentaa. Mikä meidän on rohkeutta tarttua toistemme käsiin, ei pelkästään täällä parlamentissa, mutta tulevaisuudessa myöskin muutoin, niin tähän voidaan päästä. Kytsyk for one minute. Edustaja yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, minä tuin tätä sopimusta erosopimusta unionista. Ei sen takia, että katsoisin, että sopimus on erityisen hyvä, vaan siksi, että se on ainoa mahdollinen sopimus ja muita ratkaisuja ei ole tällä hetkellä. Ensinnäkin me tarvitsemme käytännönläheisiä keskusteluja, neutraalia sävyä siitä, minkälaisen suhteen haluaisimme jatkossa EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille. Me tarvitsemme hallitun eron. Toiseksi meidän on jatkettava sitä hyvää vuoropuhelua, jota olemme käynnistelleet. Kyse on siis tulevista suhteista. Meillä on paljon kysymyksiä ja tärkeimpinä näistä se, voimmeko saada kattavat suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos meillä on neuvotteluaikaa vain 11 kuukautta. Mielestäni ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä riittäisi. Huolena tässä onkin se, että luonnollisesti me puhumme turvallisuutta, turvallisuudesta, ympäristökysymyksistä, taloussuhteista ja niin edelleen, mutta kansalaisten oikeudet, EU-kansalaisten ja brittikansalaisten oikeudet on otettava mukaan käsittelyyn. Tämä on äärimmäisen tärkeää, joten jatkan työtäni tältä pohjalta. Speaker Mr. Palmer. Kiitos edustaja Palmer. Seuraavana, olkaa hyvä. Uh, It was a sad day. Kiitoksia. Eilen oli suullinen päivä, kun erosopimus hyväksyttiin parlamentissa. Se hyväksyttiin hienolla enemmistöllä. Ja ikävä kyllä me nyt jätämme EUn huomenna, mutta teemme näin ilman minun tukeani. En voinut saada itseäni äänestämään sopimuksen puolesta eilen, mutta hyväksyn tietenkin tapahtumien kulun ja sitä sulusta nyt joudumme lähtemään EU-sta pois. Mutta jos minä tämän voin hyväksyä, niin ne, jotka kannattivat Brexitia ja konservatiivinen puolue ja tietysti Brexit-puolue myös, niin teidän täytyy sitten hyväksyä täysvastuu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä tästä on seurauksena. Ja minä aidosti uskon ja toivon, että voidaan tehdä, vetää viivaa tietä sille, että tämä jotenkin toimisi meidän maamme hyväksi, mutta aidosti pelkään, että se on mahdoton haaste, mahdoton tehtävä. Thank you. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kohut, yksi minuutti. Pyysten Kingdom's withdrawal from kuningaskunnan EUsta erittäin ikävä asia unionin integraatioprosessin kannalta. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut arvokas unionin jäsenvaltio jo pitkään. Vaikkakin on selkeä, selkeä näyttöä siitä, että vaalien yhteydessä esitettiin hyvin, tai kansanäänestyksen yhteydessä esitettiin hyvin paljon vääriä väittämiä. Siitä huolimatta meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen eurooppalaisena Schlesiasta kotoisin olevana federalistina katson, että Euroopan unionin tulevaisuuden nimissä on aina valmistauduttava siihen vaihtoehtoon, että Iso-Britannia palaa takaisin jäseneksi. Irlantilaiset, englantilaiset, skotit ja Walesilaiset täytyy toivottaa tervetulleeksi syli, mikä he haluavat takaisin. Nyt puhuin brittiystävilleni, te ette koskaan tule kulkemaan yksin. Me olemme teidän rinnallanne. Edustaja Rafaela, yksi minuutti. Eilen vastassa oli lähestulkoon mahdoton valinta. Loppujen lopuksi äänestin sen puolesta, että kansalaisten oikeudet turvataan ainakin lähitulevaisuudessa. Kukaan Brexitissä ei voita. Me menetämme täällä parlamentissa hyviä ystäviä ja kollegoita. Minä myös menetän tässä naapurini tästä vierestäni. Nuori, kunnianhimoinen kollega, me molemmat haluamme pysäyttää Brexitin. On ollut todellinen ilo istua tässä vieressäsi sekä täysistunnossa että ryhmäkokouksissa. Mutta ennen kaikkea sinusta on tullut para, yksi parhaista y- ystävistäni. Brexit luo paljon rajoja, mutta Brexit ei estä meidän ystävyyttämme. Kiitos kaikille brittikollegoille. Toivotan teille kaikkea hyvää ja odotan jo sitä päivää, kun jälleen olette täällä keskuudessamme. Kiitos. Thank you. Merci Le Breton pour une... Le Breton, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia puhemies kaikki äänestykset eivät historiallisia, mutta 29. tammikuuta tällainen oli, kun ratifioitiin Brexit-sopimus. Olen ylpeä siinä, että äänestin sen puolesta. Brexit pitää hyväksyä, koska pitää noudattaa Britannian kansan suverenisuutta, joka halusi sitä. Ihaltavat britit, jotka osoittivat jälleen kerran legendaista kykyään vastustaa mm, vast- vihollista ensimmäinen kerran vuonna 16 oli kansanäänestys, sitten toinen kerta vuonna 19 ja sitten valittiin Brexit-puolueen jäsenet tänne suurella enemmistöllä. Sitten annettiin Boris Johnsonille enemmistö vaaleissa. Hän tarvitsi enemmistö joka kerta. Hän toimi päättäväisesti, vastusti Eurooppa-henkistä propagandaa ja esti Junckerin ja Tuskin ja muiden verhostattajien pyrkimykset. Bravo, hyvät brittiystävät, ja onneksi olkoon tässä uudessa historiallisessa vaiheessa teidän mm, kansanne historiassa. Kiitoksia. You, Mr. Miller, for one minute. Edustaja Miller, yksi minuutti. Przewodnicząca, Głosowałem za umową, ponieważ... Kiitos puhemies. Minä äänestin Brexit-sopimuksen puolesta. Se vie pois sen uhan, että Brexitin myötä syntyisi kaos, mikäli Brexit olisi hallitsematon. Samalla pystytään takaamaan Euroopan unionin kansalaisten oikeudet, kansalaisten, jotka tällä hetkellä asuvat Brittein saarella, mukaan luettuna maamiesteni oikeudet. Brexit on todellakin erittäin surullinen hetki meidän kaikkien kannalta, jotka haluamme integraatiota. Nyt otetaan askel taaksepäin sen sijaan, että edettäisiin. Brexit-sopimus varmistaa sen, että EUn laki edelleenkin on voimassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on erittäin tärkeä viesti lojalta pohjalta, reiseltä pohjalta halutaan varmistaa yhteistyö Iso-Britannian EUn välillä, niin kuin muutenkin pitää toimia myöskin nykyisten jäsenten kohdalla. En nyt näe, että edustaja hänen olisi paikalla, joten siirrymme seuraavaan puhujan, joka on edustaja Lopez Aguilar. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, me saimme lopullisen sanan vuoron tähän Brexit-sopimukseen, mutta miten tähän on päädytty? Me olemme kuulleet tästä niin monilla kielillä. Monet meistä SATn jäsenistä olisimme mielellämme äänestäneet vastaan työväenpuolueen kollegoiden rinnalla, mutta eihän tämä ole mikään päätepiste. Neuvottelut odottavat Niissä käsitellään monia kysymyksiä. Kansalaisten oikeuksia, tietosuojaa, rajahallintoa, turvapaikka-asioita, oikeuden alan yhteistyötä. Mutta jotta tämä kaikki onnistuu, niin meidän on otettava opiksi kahdessa asiassa. Ensinnäkin meidän on pysyttävä yhtenäisinä ja meidän on myös iskettävä takaisin. Meidän on taisteltava valeuutisia vastaan ja disinformaatiota vastaan niin, että unioni pysyy yhtenäisenä me emme jää kaipaamaan meluisia brexitöörejä, mutta kyllä jäämme kaipaamaan rakkaita, armaita brittiystäviämme. Kiitos siitä, että olette olleet täällä. Kiitos halustanne palata. Kiitos. And thank you. Kiitos myös teille. Seuraavaksi edustaja Joveva, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kolme ja puoli vuotta on nähty poliittista draamaa. Nyt se on loppu. Tietystikin olisi ollut hienoa, mikäli yhdistynyt kuningaskunta olisi pysynyt EUn jäsenenä, mutta äänestin silti tämän sopimuksen puolesta, koska on parempi, että on hallittu ero kuin ero ilman sopimusta. Tämä tarina kuitenkin jatkuu vielä. Siirtymäkaudesta tulee vielä haastavampi ja tärkeämpi tulevien suhteiden kannalta. Huomenna me menetämme eurooppalaisen perheen tärkeän jäsenen. Tämä on tosiasia. Tosiasia on myöskin, että tulemme kaipaamaan brittikumppaneitamme, emme tosin kaikkia. Brexitin osalta täytyy lähettää selkeä viesti. Täytyy ymmärtää, että tämä on osoitus siitä, minkälaisia aikoja elämme. Ja meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa ei enää tällaista tapahdu. Toivottavasti otamme tästä opiksemme. Toivon niin ikään, että ryhdymme kaikkiin tarvittaviin uudistuksiin EU:ssa, jotta EU tulee lähemmäksi kansalaista niin, että väärien viestien ja poliittisen manipuloinnin vaara saadaan poistettua. Seuraavaksi edustaja Overgord Nielsen. Which took place yesterday on the withdrawal agreement. Kiitoksia. Eilen äänestys ei ollut minulle helppo valinta tehdä. Vetäytymissopimus tässä muodossa, vaikka se oli parannus alkuperäisen versioon, on ka- kaukana Brexitistä, jota halusin. Pohjois-Irlannin rajakysymykset, lapsipakolaisten rooli ja 39 miljardia saavat mut vähemmän iloiseksi äänestämään sen puolesta kuitenkin Olin viime vuoden ma- toukokuussa vaalissa ja kannatin demokratiaa ja suverenisuutta brittiparlamentille. Johnson voitti mandaattinsa viime vuonna siksi minun tehtäväni eikä kenenkään muun MEPin tehtävä ole muuttaa demokraattista päätöstä, jonka britit tekivät 2016 kansanäänestyksessään ja tuki joka annettiin Borisin Brexit-sopimuksesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olen alle, uskon pääministerin houkutuksia kaukana siitä. Olen edelleenkin skeptinen hänen lupaustensa suhtaan, jota hän on antanut Brexit, Brexitin kannattajille, miten hän pystyy varmistamaan, että Brexit, jonka hän saa aikaan, vastaan koko maan kansalaisten huolin, eikä vain Tory-puolueen toiveisiin. Toivottavasti hän ei ota pettymystä 70,4 miljoonalle kansalaiselle. Next speaker, Mr. Tom. Edustaja Tomak, seuraavaksi yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat. Nyt tässä edessämme on surullinen hetki. Minä tulen itäisestä Euroopasta ja on harmi ja sääli, että unioni, joka on toi, toiminut niin rohkeasti ja Britannia on ollut osa tätä perhettä, vuosikausien ajan. Ja nyt tämä unioni, jossa yhdistynyt kuningaskunta on mukana, on auttanut minun maatani siirtymään idästä länteen. Haluan kiittää kaikkia poliitikkoja ja myös virkamiehiä yhdistyneestä kuningaskunnasta, jotka ovat vahvistaneet unionia Olemme toimineet samassa perheessä. Minä äänestin tämän sopimuksen puolesta, mutta ei tämä ollut mikään helppo valinta. Tiedän, että yli 355 miljoonaa ihmistä on EU:ssa ja paljon Romanian kansalaisilla on eri puolilla Eurooppaa. Toivottavasti komissio käyttää kaikkia välineitä, joilla suojataan näitä kansalaisia. Thank you. Next speaker, Mr. Sikorski. The floor is yours. Edustaja Sikorski, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin selittää teille, miksi äänestin erosopimusta vastaan. En siksi, ettenkö arvostaisi sitä työtä, jota Michel Barnier ja hänen joukkonsa ovat tehneet. Tämä oli aina mahdollinen Brexit-sopimus, jonka saivat aikana äänestin kuitenkin vastaan, koska minun mielestäni Brexit on huono ajatus. Tämä oli ainoa tapa osoittaa, että se oli huono ajatus. Tausta oli 30 vuotta brittilehdistön EU-mollaamista, väärien tietojen levittämistä EUsta ja myöskin brittipolitiikan kaosta. Mitä nyt tapahtuukaan EUn ja Ison-Britannian välillä? Te tämän aiheutitte, joten älkää tulko sitten myöhemmin syyttämään meitä siitä, mitä nyt tulman pitää.

Thank you very much. Next speaker for one minute, Mr. Wallis, please. Edustaja Wallis, seuraavaksi yksi minuutti. Ireland would have liked... Irlanti olisi halunnut, että Britannia olisi pysynyt Euroopan unionissa, mutta on hyvin tärkeää, että kansalaisten kansanäänestyksen tulosta vuodelta 2016 kunnioitetaan. Me olemme äänestäneet ei Lissabonille, mutta tätä pidettiin vääränä vastauksena ja äänestettiin sitten uudestaan. Myös britit ovat äänestäneet uudestaan viime kuussa vaaleissa ja jos Jeremy Corbyn olisi pitänyt kiinni omista periaatteistaan, hän, hän oli pitkään äh, liberalismin vastainen. Jos hän olisi sitten vastustanut Blairin kannattajaa omassa puolueestaan, niin ei, ei olisi käynyt näin. Britit olivat jo antaneet kantansa, olivat jo tehneet valintansa ja joutuivat tekemään sen toistamiseen. Pidämmepä tästä tai ei, niin Meillähän on hieno suhde Britti kansan. Emme välttämättä luota hallitukseen, mutta kansan kanssa on hyvä suhde. Teemme tämän puolesta kaikkemme. Tässä salissa on kuultu hienoja puheenvuoroja Brexit-puolueesta ja kunnioitan senkin puolueen puhujia ja jään heitä kaipaamaan. Kiitos. Thank you. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi minuutin puheenvuoro edustaja Lopez Isturis Whiteille. Olkaa hyvä. Si, Puhemies, olen espanjalainen, edustan Espanjaa maata, joka vuosisatoja oli varsin problemaattisessa suhteessa jatkuvia taistoja ystävän kuningaskunnan kanssa. Tällä hetkellä 40 vuoden ajan olemme oppineet elämään rinnakkain, kunnioittamaan toisiamme. Espanjalaiset olemme löytäneet toisenlaisen ystävän kuningaskunnan sääli, että joidenkin harvojen toimesta tämä päättyy he voivat muistaa, kuinka tuhosivat Euroopan yhtenäisyyden, mutta ei Euroopan yhtenäisyyden, ei EUn yhtenäisyyden. Ne vaarantavat meidät kaikki, niin kuin täällä toverit ovat sanoneet. Heidän pitää kantaa jatkossa vastauksensa, eivätkä pakene niin kuin Farage teki aikanaan vaalin jälkeen. Ja, ja vastaavat sitten siihen viha-aaltoon, joka tästä ehkä syntyy. Me tuemme todellisia brittiystäviämme, jotka taistelevat sydämessään täysillä, jotka ovat osoittaneet vuosisatoja tätä mm, myös meitä espanjalaisia vastaan. Mutta me teemme yhdessä työtä jatkossakin, koska kunnioitamme me olemme löytäneet teidän todellisen e-, eurooppalaisen ytimenne. E, další jedna minuta, prosím. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vrecionova. Ja sen včera dohodu o vystoupení... E- Puhemies, eilen ja myös samoin kuin monet muutkin kollegat tässä salissa, minä tuin äänestyksessä erosopimusta. Olen pahoillani erosta, mutta haluan varmistaa, että tuleva suhteemme on mahdollisimman hyvä. Meidän tulisi pitää Brexitia varoituksena. Se on osoitus tyytymättömyydestä EU-hun. Tämä on nähtävissä myös muissa jäsenvaltioissa, myös Tsekin tasavallassa. Eh, ihan niin merkittävässä osuudessa se ei ole Tsekissä, mutta tyytymättömyyttä kyllä on. Ja tämä tulisi pitää mielessä, kun puhumme EUn tulevaisuudesta jatkossa. Meidän tulisi pohtia sitä, mitä EU tekee ja on tehnyt. Eihän sen täydy välttämättä toimia kaikilla aloilla, vaan valtuuksia tulee palauttaa jäsenvaltioihin. I don't see. Edustaja Magidia en näe, joten edustaja Rowett. Yksi minuutti, olkaa hyvä. It grieves me deep. Olen äärimmäisen suruissani siitä, että EU-neuvottelit ja nyt Euroopan parlamentti ovat antaneet periksi Boris Johnsonin uhkailulle ja antaneet hänelle blanko shekin. Hän väittää varmistavansa, että tapahtuu järjestäytynyt ero vastustin erosopimusta, koska se ei anna syytä osoittaa luottamusta. Ja myöskin Skotlannin ja Pohjois-Irlannin kansan edustuslaitosten näkemystä otettu huomioon. Brexit olet kammottava, järkyttävä tilanne. Tämä nyt tarkoittaa, että otetaan takaisin omiin käsin. Vandalit tekivät tekosensa, mutta pian havaitaan, että Iso-Britannia menettänyt suuruutensa. Me taistelimme ja hävisimme. Mitään uutta hienoa aamua ei enää koita. Pienessä piirissämme kuitenkin tapamme vielä uudelleen silloin, kun asiat menevät hyvin, eivätkä yhä huonompaan suuntaan. Kyse oli runosta, jota ei ollut toimitettu tulkeelle etukäteen huomautuksena. A little bit depressing, but... Hieno oodi Brexitille, vähän masentava, mutta nautin sitä kuitenkin. Minä äänestin sopimuksen puolesta yksinäisestä syystä, koska uskon demokratiaan. Tämä farsi on jatkunut lähes neljä vuotta ja nyt lopultakin pidettiin vaalit ja tulos oli selvä. Nyt Brexit todellakin on saatu aikaan. Brexit-puolueelta, meiltä kollegoilta, vartin sitä, että meidät valittiin parlamentti on me halunneet päästä ja olemme nyt muuttaneet historian kulkua. Brexit-puolue ansaitsee kaiken kunnian siitä, mitä olemme tällä viikolla nähneet. Vain meidän rohkean kantamme kautta vastoin establishmenttia, vastoin kaksipuoluejärjestelmää, joka todellakin nyt meidän saimme aikaan sen, minkä puolesta suuri maamme äänesti. Olen todella ylpeä meidän saavutuksestamme. Kaikki kollegat täällä, tämä on meille hieno, kaunis saavutus. Tiedän, että toisella puolella on krokotiilin kyyneleitä, mutta älkää olko ne Meillä tulee olemaan loistava tulevaisuus. Aina tulemme osoittamaan tietä jatkossakin Euroopalle ja tulemme tekemään näin jatkossakin. Jumala varjelkoon teitä kaikkia. pan kolega Pospíšil, jedna minuta, Edustaja Pospisil seuraavana, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos, puhemies Minä eilisessä äänestyksessä tuin tätä sopimusta ja on sanottava hyvin selvästi, että henkilökohtaisesti vastustan täysin sitä, että yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin. Minusta tämä on surullista ja olen henkilökohtaisesti tästä surullinen. Olen kuitenkin myös demokraatti. Sen takia kunnioitan brittikansalaisten kansanäänestystulosta. Enkä voi tehdä mitään muuta kuin tukea sellaista sopimusta, joka tarjoaa tähän eroon ainakin säännöt. On myös suojeltava EU-kansalaisia, jotka asuvat Britanniassa. On suojeltava heitä täysin hallitsemattomasta erosta. Näin ollen katson, että meidän täytyy jatkossa tehdä kaikkemme kauppasuhteiden ja hyvien naapurisuhteiden eteen. Next speaker, Mrs. Seuraavaksi edustaja Daly, olkaa hyvä, yksi minuutti. Me... Kiitoksia puhemies. Ei mikään ilo, että sanon, että jotkut puheenvuorot ja syydä, kyyneleet ja että me tiedämme parhain, äh, parhaiten asenne osoittaa, kuinka ero, eroissa tulla, todella olette miksi olemme tässä tilanteessa, missä tärkeä jäsenvaltio on joutunut lähtemään EU-sta. Ja kuuntelin tässä Guy Verhofstadtia eilen hän ravisteli olkapäitä sanoi, miten tähän nyt on päädytty ja syytti jokaista muuta paitsi EUta itseään. Unioni, joka ei pysty ymmärtämään ongelmia, joita sillä on. Unioni, joka sallii finanssipoliittisen sääntöjen rikkomisen aseiden takia, mutta ei sen takia, että rakentaa asuntoja ihmisille. Puhutaan demokratiasta, mutta on kuitenkin hiljaa silloin, kun katalaanit kollegat viruvat Espanjan vankilosta. On monia syitä, miksi unionin pitää katsoa peiliin. Minä äänestin sopimuksen puolesta. Se on paras huonojen joukosta. En halua kovaa rajaa Irlantiin, mutta jos ongelmia tämän jälkeen syntyy, niin Remainers ja Eurooppa voivat ottaa ison osan tästä syytöksestä itsellensä. Next speaker. Kiitos seuraavaksi edustaja Fitzgerald. Olkaa hyvä. We saw here this morning. Aamulla ja eilen havaitsimme, kuinka paljon tunteita monissa maissa ja jäsenten keskuudessa Ison-Britannian menettäminen EUn jäsenenä aiheuttaa. Se oli aitoa tunnepitoista keskustelua. 40 vuotta jäsenyyttä, 47 vuotta rauhanrakentamista, 47 vuotta yhteistyötä ja kumppanuutta, 47 vuotta rajojen murtamista ja rajajohdon poistamista, kyse demokratian rakentamisesta. Siinä ystävän kuningaskunnalla oli tärkeä rooli. Haluaisin kiittää brittikollegoita heidän puheenvuoroistaan, mutta haluaisin sanoa, että nyt täytyy katsoa tulevaisuuteen. Kukaan ei tiedä, miltä ystävän kuningaskunta tulee näyttämään Brexitin jälkeen. Nähtäväksi jää, kuinka yhdistön kuningaskunta pärjää. Nyt on aika luoda uusia suhteita tuon uu- tuossa uudessa kontekstissa. Toivon mukaan neuvottelijat pystyvät lähestymään asiaa sellaisella tavalla, joka mahdollistaa sen, että sopimus saadaan aikaan, ja että yhdistön kuningaskunta ei lipeä niistä standardeista ja normeista, joiden laatimisessa maalla oli tärkeä rooli. Jopa kyse elintarvikkeiden turvallisuudesta tai ympäristönormeista, mutta asettakamme prioriteetiksi toiset kansalliset yritykset, niitä tämä Brexit Kaiken eniten koskettaa ja myöskin tuleva suhde EUn ja Yhdistön kuningaskunnan välillä koskettaa eniten juuri heitä. Mene. Edustaja Wisniewska, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä kunnioitan sitä suverenia päätöstä, jonka Britannian kansa on tehnyt ja sen takia äänestin sopimuksen puolesta. Tämä on melkoinen kylmä suihku federalistien niskaan. Usein on todettu, että kansalliset parlamentit jäsenvaltioissa voivat varsin vähän vaikuttaa EUn lainsäädäntöön tai pysä, pysäyttää sitä. Meidän on otettava opiksi Brexitistä. Meidän on valvottava, hallittava maahanmuuttoa. Meidän on huolehdittava yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltuuksista. Euroopan unioni ei ole entisellään ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa. Meidän pitää todellakin ottaa tästä opiksi ja miettiä johtopäätöksiä. On näytettävä punaista korttia kaikille niille, jotka katsovat, että unioni pitää federalisoida. Kiitoksia paljon seuraavaksi. Edustaja Sarius Volski, olkaa hyvä. President, Puhemies, äänestin Brexit-sopimusta vastaan. En, tai siksi sitä vastustan sopimusta, vaan Brexit, Brexit ainakin symbolisesti. Brexit on enemmän kuin rikos, se on virhe viittaan Talleyrandin sanoihin, Brexit on epäonnistuminen, virhe ja eurooppalainen historiallisen, äh, historiallista draamaa me tulemme olemaan geopoliittisten vaikutusten kanssa. Emme vielä tule ymmärtämäänkään näitä vaikutuksia, joita tulee. Molempia osapuolia pitää syyttää. Pahoittelen, että mitään joustoa ei löytynyt EUn puolelta. Miksi hävisimme, menetimme UK, miksi peitimme rikoimme EUn yhtenäisyyden. EU tulee helppo heikommaksi, eikä ole täydellinen ilman brittejä. Se on heikompi poliittisesti, heikompi taloudellisesti, koska UK on talous vastaa 19 pientä ja keskisuorta jäsenvaltiota yhteensä ja tämä heikentää myös puolustusyhteistyötä. Heikompi EU joutuu vastaamaan yhä suurempiin uhkiin ulkopuolelta ja EUn sisältä myös. Meidän pitäisi todellakin miettiä huolella, miksi, kaikki tällainen, miksi tämä kaikki pääsi tapahtumaan. Jones for one minute, please. Edustaja Jones, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää Walesin kansalaisia. He antoivat minulle mahdollisuuden esittää heidän näkemyksensä Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa. Ne ovat kaikkein parhaita aikoja ja huonompia aikoja parhaita aikoja siksi, että olemme onnistuneet varmistamaan perusarvot, kuten solidaarisuuden ja kansallisten enemmistö Walesissa äänesti Brexitia vastaan. Kaikki oikeudet mukaan luettuna, sama palkka samasta työstä ja eläkekuilun kuron umpeminen ovat olleet tärkeitä tehtäviä. Johnsonin täytyy nyt ottaa kontolla negatiiviset seuraamukset Brexitistä. Meillä on yhteiset arvot kuitenkin, yhteiset oikeudet ja solidaarisuus kansojen kesken koko Euroopan kanssa ja koko maailman kanssa. Haluan kiittää kollegoitani ja myöskin työntekijöitäni sekä koti, kotopuolessa että Euroopan parlamentissa. Ja haluaisin myöskin kertoa, kenen puolesta me tämän kaiken tein. Tulevan sukupuolen puolesta. Johnsa for one. Edustaja Johnsa, yksi minuutti arvoisa puhemies eilen minä äänestin sen mukaisesti mitä Yhdistyneen kuningaskunnan kans- kansalaiset halusivat. Me tiedämme Puolassa, mitä suvereenius tarkoittaa. Sen takia kunnioitamme brittikansalaisten suvereenia päätöstä. Me Ymmärsimme myös sen, että Englannissa luotiin kansalaisoikeuksia käsittelevä yksi perusasiakirjoista tällä alalla monia monia vuosia sitten, mutta huomenna on kuitenkin uusi päivä ja siirtymäkauden ensimmäinen päivä. Me voimme tehdä täällä Euroopan parlamentissa paljon hyvää työtä, jotta saamme aikaiseksi paremmat suhteet EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välille rohkaisisin puolalaisia meppejä myös äänestämään niin, että kansalais- kansallisilla parlamenteillakin olisi sananvaltaa. Brittiystäville sanon hyvää menestystä jatkossa ja muistakaa myös ne puolalaiset, jotka rakentavat Britannian taloutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polchak Tosin hän ei ole paikalla, joten edustaja Chambatski, yksi minuutti. Puhemies, kollegat, äänestin sopimuksen puolesta, koska se edustaa Britannian kansan suverenia tahtoa. Se oli kansalaisten päätös. He tekivät tämän päätöksen ei sen takia, että joku tätä vaati heiltä, vaan koska he brittibyrokraatit kävivät vääränlaista kampanjaa ja halusivat kaapata itsellensä enemmän kansallista suverensuutta ja muuttaa kansallisia lippuja ja symboleita. Tämän päivän keskustelu on hyvin kuvaava koska puhemies ei salli sitä, että kansallisia lippuja täällä on esillä. Tämän takia juuri muun muassa britti, brittikansalaiset äänestivät eron puolesta, koska ei voi kieltää jotakin tunteaan, tuntemasta kieltää, kieltää kansallisia tuntemuksia. Ihmiset haluavat tuntea itse britiksi tai miksi tahansa, eivätkä haluavat pois paikasta, jossa eivät tunne oloaan tervetulleeksi. Ihmiset voivat käyttää lippua, mutta ette voi poistaa tätä lippua heidän sydämistään, vaikka kuinka kieltäisitte tämä brittibyrokraatteja pitää oppia, jos he haluavat EUn aikaan jatkossa. Montis, please. Viimeinen puhe tästä aiheesta on edustaja Montis, olkaa hyvä. Get in to get... Täytyy ensin päästä sisään päästäkseen ulos. Siksi minä ja kollegani tulimme tänne. Erosopimus on ikävä. Siitä olemme äänestin sen puolesta. Nigel Farage teki henkilökohtaisen lupauksen Boris Johnsonille ja sanoi, että siirtymäkautta ei tulla jatkamaan vuoden viimeisen päivän jälkeen. Yhdistön kuningaskunta luopuu sääntelyn lähentämisestä, joka oli illuusui alun perinkin. Yhdistön kuningaskunta on saanut nyt viipuvaikutusvaltaa. Me voimme suojella kalastusta, meidän puolustusteollisuuttamme, laatia omat lakimme ja voimme pitää poliitikkoja vastuussa teoistaan. Nyt on saksetta kohdistettu kukkaan kohtaan. Kukka ollaan nyt leikkaamassa, kun se on vasta puh- puhkeamassa nuppuun. Siksi äänestin sopimuksen puolesta. 2021, I have just one speak. Seuraavaksi parlamentin istuntokalenteri 2021. Siitä puheenjohtaja Pospisille yksi minuutti. paní předsedající já jsem podpořil tento rozvrh. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä kalenteria. Halusin kuitenkin tuoda esille oman näkemykseni tästä aiheesta. Kun istuntokalenteria hyväksytään, kysehän on sitä työstä, mitä jäsenet tekevät myös kansallisesti, ja sitä ei millään tavalla huomioitu. Poliitikkojen työ ei tapahdu pelkästään Brysselissä ja Strasbourgissa, vaan myös jäsenvaltioissa. Minä tuki, toki tuin tätä istuntokalenteria, mutta katson, että meillä ei ole riittävästi vaalipiiriviikkoja. Ei siksi, että haluaisin lisää vapaa-aikaa, vaan minä haluaisin lisää aikaa poliittiselle työlle jäsenvaltioissa Tsekin valti- tasavallassa olemme käsitelleet ja puhuneet siitä etäisyydestä, joka vallitsee EUn ja toisaalta kansalaisten välillä. Jos Euroopan parlamentin jäsenet eivät tee työtään vaalipiirissään eivät, eivätkä voi selittää EUta, niin integraatio ei eh, onnistu. Kiitos. Seuraava aihe on parlamentin istuntokalenteri 2022. Edustaja Pospi silloin ainoa puhuja tässä osassa. Eh, Kiitoksia puhemies. Tässä tapauksessa sama pätee, niin kuin äskenkin sanoin. Todellakin uskon, että tulevaisuudessa meidän täytyy tukea MEPien tekemää työtä vaalipiireissä, jotta saadaan enemmän näitä turkoisia Se Ei tarkoita, että teemme vähemmän työtä. Minun mielestäni poliittinen työ vaalipiireissä on äärimmäisen tärkeää. Ja jos me emme halua epäeurooppalaiseen trendien vahvistuvan kansallisvaltiossa, siksi on tärkeää meille, jotka uskovat EU-hun, että selitämme näitä asioita äänestäjille, lapsille, opiskelijoille. Ja jos meillä ei ole tarpeeksi aikaa tätä varten, sitten ei ole eh, tilaa toimia näin, joten otetaan huomioon se, että eh, tämä, enemmän tällaisia viikkoista tarkoittaa vähemmän työtä, vaan enemmän tilaa poliittiselle työlle tarkoittaa kyllä kotipuolessa. Kiitos. Seuraavaksi yleislaturi mobiileille, radiolaitteille. Edustaja Soiterova, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Loppujen lopuksi päätin tukea tätä päätöslauselmaa. Minäkin haluan vedota komission, jotta se toimisi sen puolesta, että mobiili- ja radiolaitteita koskevia säännöksiä muutettaisiin. Komission pitäisi myöskin tarkastella innovaatioita ja teknologian kehittymistä, seurata sitä 16 kiloa vuodessa syntyy sähköistä elektronista elektroniikkajätettä per asukas Euroopassa. Mikäli haluamme pistää täytäntöön vihreän kehityksen ohjelman, yleislaturi olisi pieni askel kohti parannuksia ympäristön kannalta. Samalla säästettäisiin luonnonvaroja. Kyse ei ole pelkästään yleislatureista matkapuhelimia varten, mutta myöskin tabletteja ja tämän tyyppisiä varten. Siksi minä tuin tätä ehdotusta. Patton, Edustaja Patton seuraavana. Madam President. Kiitos puhemies. Äänestin suosituksen puolesta, jotta saisimme yleislaturit missä taloudessa ei ole se käyttämättömiä, vanhentuneita, tarv, ei tarvittuja latureita? Olen tehnyt puhelinten, tietokoneen, pelikonsoleiden, ham, hammasharjojen kanssa töitä ja meillä on talo täynnä latureita. On toki erilaisia kierrätysjärjestelyjä. Kenties niitä tarvitaan jatkossa aivan niin kuin kaikki muutkin taloudet, jotta emme vain heitä näitä roskiin. Aina kun laitteita päivitetään, niin sitten tulee uusia johtoja ja uusia latureita. Ne ovat kaikki erilaisia. Tämä on naurettavaa, tarpeetonta ja nyt on jo aika muuttaa tilanne. Mrs. Wisniewska, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tietysti tuin päätöslauselmaa yleislaturista, koska uskon, että tämänhetkinen tilanne on järjenvastainen. Me kokoamme latureita kotona ja toimistoissa. He eivät sovi mihinkään laitteisiin enää kuitenkaan, ja kuluttajat edelleenkin ovat samassa tilanteessa. He joutuvat ostamaan laitteita, joihin liittyy uusi laturi. Joka kerta kuitenkin, mutta ostan silloinkin, kun puhumme samasta tavarantoimittajasta. Tilanne on tulossa aivan absurdiksi. Samat tuottajat, samat toimittajat tavaralle ja kuitenkin aina annetaan uusi uuteen malliin liittyy aina uusi laturimalli myös, jos haluaa todellakin kiertotaloutta, niin näistä pitää päästä eroon. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Gallagher, yksi minuutti. Of the resolution as well. Uh, we have to accept... Äänestettiin ehdotuksen puolesta ympäristövahinkoja, kun ajatellaan niin valtava määrä, kun on latureita kotona ja hirvittävä määrä johtajia, niin tämä on suorastaan skandalomaista. Meillä on kyllä toimintamahdollisuuksia, kun ajatellaan innovaatioita ja teknologiaa. Niiden avulla voidaan saada aikaan laturi ja johto, jotka toimivat yleislaturin ja johdon ominaisuudessa. Juuri tähän pyritään päätöslauselmassa. Ei lepäystäkään siitä, että kaikki laatikot ja kaapit Euroopassa kaikissa jäsenvaltioissa ovat täynnä vanhoja latureita ja johtoja. Kuten aiempaan puhujat sanoneet, pelkään pahoin, että jonakin päivänä jonakin, vielä tarvitsee laturia tai johtoja, siksi niitä säilytetään. Ne kuitenkin vain pölyttyvät latureita johtoja on satojen kilometrien verran, joten seuraavaksi nyt kehottaisin komissiota ryhtymään toimeen, jotta se tekisi yhteistyötä teollisuuden kanssa ja varmistaisi sen, että päätösohjelman henki myöskin toteutuu ja varmistaisi, että saamme yleislaatuuden matka puhelimia varten. Jos ei muuta, niin tästä ainakin kotiolot muuttuisivat mukavammaksi. Edustaja Kansia en näe, joten puheenvuoron saa Lopes Isturis Vait. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ah, eh, Kiitos puhemies. Katsotaan, voimmeko saada komista huomiota, että se voisi auttaa. Tästä on tällainen pieni asia, joka kuitenkin auttaa tekemään kallankumossa digitaalisessa mielessä. Me onnistumme tässä Roomin että hoidetaan nyt tämäkin asia kuntoon ja lopetetaan kilometrien kaapeleiden kilometri, mm, tai siis kilometriä kerätään näitä kaapeleita, ne ovat turhia. Mielestäni kansalaiset kyllä ymmärtäisivät tämän asian varsin hyvin, koska me kaikilla, kaikki kärsimme samasta ongelmasta ympäristökysymyksestä tietenkin, mutta henkilökohtaisesti ja järkyttävästi ti, tilaa menee tällaiseen kamaan. Ja nyt tilanne on tämä. Pyydän, että komissio välittömästi toimii parlamentin toiveiden mukaisesti, jotta saataisiin jär, järkevämpi politiikka tähän lataustoimintaan. Next speaker. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Peltier. Yksi minuutti. Madame la Présidente. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, jotta välitämme komissiolle selkeän viestin. Vuosia komissio on jo puhunut ja puhunut, täytyy toimia ja nyt ei voi vain tyytyä siihen, että digitaaliteollisuus toimisi. Tässä tekstissä on kuitenkin puute. Sitten puut tuu maininta tähän digiloppaukseen. Se on toiminut niin, että liikettä ei tapahdu, muutosta ei tapahdu. Tällä hetkellä meidän täytyy toimia, jotta sähkölaiteromua saadaan vähennetyksi. Jos me emme saa yleislaturia aikaiseksi, niin miten me sitten toimimme eh, tässä hätätilanteessa ja pelastamme planeetan? Jos komissio haluaa toimia vihreästi, niin sen täytyy konkreettisesti välittömästi ehdotettava sitovia toimia. Kiitos. Merci. Äh, další. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vriksinova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltapäivää puhemies ja kollegat. Minä en puoltanut tätä päätöslauselmaa. Äänestin sitä vastaan. Minäkin olen tyytymätön tietystikin siihen, että laturit eivät sovi uusiin laitteisiin, mutta me voimme kyllä peräänkuuluttaa teknologista kehitystä. Viimeiset viisi vuotta, kun on seurannut tilannetta, viisi vuotta sitten oli kymmenen laturita, nyt niitä on vain muutamia. Yleislaturi auttaisi tässä uutta teknologiaa, jota tulee Aasiasta ja Venäjältä. Ei voitaisi käyttää, emme voi ryhtyä sanelemaan teollisuudelle, sitä, mitä teollisuuden pitäisi tehdä, vaan kun on kyse ihmisten terveydensuojelusta, silloin voimme puuttua asioihin, mutta ei tällaisia sen pidä puuttua. Please. Edustajan Glavak seuraavaksi, olkaa hyvä. Very much. Kiitos. Minä tuin tätä päätöslauselmaa ja haluan myös muistuttaa, että kymmenen vuotta sitten EPP halusi jo yleislaturin Yhtenäismarkkinat ovat olleet aina EUn perusajatuksena ja taloudellisen kasvumoottorina. 50 miljoonaa tonnia sähkölaiteromua syntyy Euroopan unionissa ja EU:ssa sitä syntyy toiseksi eniten maailmassa. Meillä on vihreän kehityksen ohjelma. Me haluamme vähentää eri aloitteilla ympäristön saastumista ja yksi hanke tässä kokonaisuudessa on varmasti yleislaturi. Myös uusi teknologian huomioitava on olemassa langattomia latureita ja niin edelleen. Aina kun uusia laitteita ostetaan, niin kuluttajan on ostettava myös uusi laturi ja tämä totta kai nostaa kustannuksia. Yleislaturi ei olisi ratkaisu pelkästään luonnon hyväksi, vaan näin voitaisiin myös kuluttajien maksamia kustannuksia pienentää. Heidän oikeuksia voitaisiin suojella ja jos tällainen yleislaturi otettaisiin käyttöön, niin suojelisimme samalla myös kuluttajia ja ympäristöä ja tietoisuus lisääntyisi. Thank you very much, Mr. Kiitos. Edustaja Wallis, yksi minuutti puhemies. 15 miljoonaa äh, jätettä, ei jätettä syntyy vuosittain, 6 kiloa per henkilö. EUn kokonais olivat yli 12 miljoonaa tonnia vuonna 16, 16 kilovuodessa, siis kolme kertaa enemmän kuin maailmassa. Laturit saavat ihmiset hulluiksi ja myös myötävaikuttavat jätteen määrään EU:ssa teollisuus sopimukset eivät ole pystyneet ratkaisemaan ongelmaa ja kuluttajat joutuvat vieläkin ostamaan aina uuden laturin laitteita ostaessaan. Se on mieletön tilanne, kun ilmastokriisi jyllää. Kaikki tiedämme, että Apple on lobannut aktiivisesti, jotta se ei menettäisi oikeutta te- tehdä näitä lakisääteisiä uusia latureita. Liian pitkään komissio on toiminut Applen etujen mukaisesti vastoin kansalaisten toiveita ja kuluttajan toiveita. Kerran komissio teki oikein ja öö, öö, otettiin Iranin hallitukselta öö, näitä Applen maksamattomia veroja. On. I fully support this initiative. Edustaja Keli. Minä tuen tätä aloitetta. puolue on koko parlamenttikauteni ajan vaatinut tätä samaa asiaa. Olisi mahdollisuuden mukaista, että saataisiin yleislaatuuri laitteille, kuten tableteille, Kindle-laitteille, Fitbiteille ja matkapuhelimille. Nyt syntyy ihan turhaan jätettä, sähköromua. Helpottaisi Euroopan kansalaisten elämää myöskin helpottaisi, mikä olisi yleislaatuuri. Nyt on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ihmisten jokapäiväisen elämään. Kodit ovat pullollaan latureita ja johtoja 50 miljoonaan tonnin verran syntyy turhaa jätettä joka vuosi, kuten Osta Huolis totesi. Päätösasemassa vaadimme, että komissio laatii kaiken kattavan ja kunnianhimoisen tavoitteen ja että seuraavan, seuraavan kuukausi, kuuden kuukauden aikana määritellään yleislaturi matkapuhelimia varten. Hyvin paljon työtä on jo tehty. Nyt vihdoinkin ollaan näkemässä hieman edistystä tässä asiassa. Tämä on taistelu, joka meidän täytyy voittaa yhtä lailla kun voitettiin taistelu sen puolesta, että verkkoveromaksut saatiin poistettua. Viimeinen puhuja tässä keskustelussa on edustaja Kancha. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Aion käyttää italian kieltä. Minä en äänestänyt tämän päätöslauselman puolesta, kun kyse on yleislaturin aikaansaamisesta mobiili- ja radiolaitteita varten – tässä ajatellaan erityisesti matkapuhelimia. Olen vakuuttunut, että kuluttajilla on oltava valinnan vapaus. Lisäksi haluaisin ystävällisesti kommentoida myös metodia. Euroopan unioni, jos se haluaa saada johtoroolin geopoliittisella tasolla, joutuu ymmärtämään, että tämä rooli ei tarkoita sitä, että puututaan todellisten rikkauden luojien toimintaan ja viittaan tässä yrityksiin. Kun halutaan poistaa vapalta liikkuvuudelta esteitä, se on tärkeää. Me emme saa kuitenkaan lähteä tähän ympäristöpopulismin kelkkaan, vaan meidän täytyy todella pelastaa ympäristö niin, että toimitaan te- tieteellisen metodin ja faktatiedon pohjalta. Kiitos puhemies. Thank you. We move to the next. Kiitos. Seuraava aihe on sukupuolten palkkakuilu. Edustaja Joitrova ensimmäisenä. Slova, pani mistopredsedkinje, dame ja pano. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, sukupuolten välinen palkkaero, joka on 16 prosenttia EU:ssa, on todella epäoikeudenmukaista. Ja joissakin maissa kyllä parannuksia on saatu aikaan, mutta nämä muutokset tulevat liian hitaasti. On totta, että EU on ryhtynyt eri toimiin auttaakseen jäsenvaltioita parantamaan tätä tilannetta, koska tässä on kyse toiseusperiaatteesta ja jäsenvaltioita pitää painostaa parannuksiin, esimerkiksi uskon direktiiviin, työ- ja perheelämän yhdistämisestä. Se on hyvin positiivista, koska tätä kautta voidaan auttaa vanhempia toimimaan sekä työelämässä ja käyttämään aikaa lastensa kanssa. Tällä tavalla asioissa pitääkin mennä eteenpäin. Äänestin tyhjää, koska olen eri mieltä siinä, että EU omalta kannaltaan on asettunut liian monia velvoitteita yksityiselle sektorille ja kansallisvaltioille jotta ne muuttaisivat lainsäädäntöön esimerkiksi, mitä tulee tähän työjärjestelyjen joustovaatimuksiin. Grazie. Edustaja Litsi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies kun kyse on eurooppalaisista arvoista, naisten ja miesten välinen tasa-arvo on tärkeätä ihmisoikeuksien suojaamisen äh, jälkeen heti seuraavana. Mutta meidän täytyy muistaa se, että tämä ei ole pelkästään naisten vastuulla. Hehän äh, huolehtivat lapsista ja vanhuksista ja näin ollen edesauttavat perheiden hyvinvointia. Tarvitaan kulttuurista muutosta. Minä en puoltanut tätä päätöslauselmaa, koska vaikkakin voin yhtyä sen henkeen, tässä on kuitenkin erityisiä toimia, joita ehdotetaan komission toteutettavaksi esimerkiksi palkkojen eh, osalta ja pk-yritysten suhteen. Sukupuolten välinen palkkaero ei saa Äh, olla käsittelyssä niin, että kustannukset koituvat vain yritykselle, ennen kaikkea pk-yritykselle, vaan tarvitaan varsinaista vallankumousta. Me emme voi puhua pelkästään palkkaerosta, vaan täytyy politiikalla suosia naisia niin, että he pääsisivät paremmin työelämään. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Edustaja Patten, yksi minuutti, olkaa hyvä. Minä äänestin päätösaseman puolesta, jossa vaadittiin tasavertaista palkkaa miehille ja naisille. Totta kai naisia täytyy kohdata tasavertaisesti työpaikalla, niin kuin myös muissakin kysymyksissä yhdistynyt kuningaskunta on mennyt päässyt pidemmälle tässä. Miksi yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan tunnusta sitä, että yhtä lailla pitäisi ojentaa tai varmistaa tasavertainen kohtelu etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille. Olen täällä puhunut jatkuvasti institutionaalisesta rasismista, jota esiintyy EU-ssa, huolimatta siitä, että 10 prosenttia e on kansalaisista tulee rodullisesti ja etnisesti vähemmistöistä. Koskaan ei ollut mustaa komissaaria tai korkeaa henkilökunnan jäsentä, joka olisi värillinen. Itse meppinä on ollut sadoissa täysistunnoissa ja valokunnissa mukana yksikään musta Henkilö ei ole koskaan ollut missään johtotehtävässä EU:ssa. Tämä institutionaalinen raudallinen syrjintä on asia, jota emme voi hyväksyä, emme myöskään sukupuolten eriarvoista kohtelua. Kyse on kansallisten oikeuksien suojelusta. Parlamentti, komissio ja neuvosto eivät koskaan voi olla yhtenäisiä erilaisuudessaan, ellei ensin hoideta omia asioita kuntoon. Thank you, Madame Wisniewska. Edustaja Wisniewska, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Olen yksi päätöslauselman laatioista koskien sukupuolten välistä palkkaeroa. Tämä kysymys on pantu merkille ei vain täällä parlamentissa. Naisten palkat ovat keskimääräisesti 16 prosenttia alemmat kuin miesten palkat Puolassa kuilu on pienimpiä EU:ssa. Kyseinen päätöslauselma kiinnittää huomiota siihen, että meidän täytyy tiivistää toimintaamme ja täytäntöönpanna periaatetta, joka koskee sama, samasta työstä samaa palkkaa periaatetta. Sitten lastenhoito, vanhusten ja sairaiden hoito useimmiten naiset ovat näistä kysymyksistä vastuussa. Tämä johtaa sitten siihen, että usein naiset valitsevat osa-aikaisen työn. Ikävä kyllä, täällä äänestettiin päätöslausumaa vastaan, vaikkakin hyväksytään teksti, joka rikkoo suhteellisuussääntöjä vastaan ja ottaa käyttöön säädökset, jotka ovat huono asia teollisuuden kannalta. Seuraavaksi edustaja Miller, yksi minuutti. Okei. Dziękuję bardzo. Poparłem rezolucję, ponieważ Unia musi podejmować... Kiitoksia. Äänestin päätösaseman puolesta, koska EU täytyy päästä eroon sukupuolten välisestä palkkaerosta. Kuten olemme kuulleet, että Naiset saavat keskimäärin 60 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet eu Tämä tarkoittaa sitä, että he tekevät kaksi kuukautta palkatta työtä joka vuosi. Tämän taustalla on lukuisia eri syitä. Osa-aikatyö, se, että naiset eivät saa ylennyksiä työpaikalla, tai se, että naiset tekevät hoivatyötä, huolehtivat lapsista ja vanhuksista. Eriarvoisuus on yksi ongelma EU-ssa. Samanarvoisuus on EUn perusarvo, siksi meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, joilla voidaan poistaa esimerkiksi ammattielämässä tapahtuva eriarvoinen kohtelu, joka kohdistuu esimerkiksi lasten vanhempiin. Täten voidaan puuttua palkkaeroihin. Edustaja Ward, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ensi viikolla 47 vuoden toiminnan jälkeen Euroopan parlamentissa eh, edistysmielisenä ei ole enää työväenpuolueen ääntä täällä, joka puhuisi niin monien naisten puolesta tärkeistä asioista, esimerkiksi palkkaerosta. Haluan kiittää kaikkia työväenpuolueen Eh, kollegoita, eh, työväenpuolueen sisaria, jotka ovat taistelleet sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. He ovat inspiroineet minua, inspiroivat myös tulevaa sukupolvea, jotta voidaan varmistaa, että minä en ole viimeinen työväenpuolueen puhuja tässä salissa. Haluankin kunnioittaa Janie Buchania, Barbara Casselia, Joyce Quinn, Christine Crawley, Carol Tung, Pauline Green, Christine Oddy, Mel Reid, Anita Pollack, Angela Billingham – mo o'toole veronica hardstaff glenis kinnock ellen ed morgan susan waddington arlene mccarthy linda mcavan nina gill catherine styler mary honeyball glenis willmott lucy anderson Annalise dodds teresa griffin judith curtin darling claire moody alex mayer and finally jackie jones. Thank you, Mr. Kelleher, for one. Kiitos sitten edustaja Kelleher, yksi minuutti. Puhemies, Tämä on tärkeä kysymys käsitellä ja parlamentin pitää jatkossakin korostaa ja reagoida epätasa-arvoon, jota vieläkin on olemassa työpaikoilla. Tyt- Tarien isänä haluan nähdä Euroopan, joka kunnioittaa tyttöjen ja naisten yhtäläisiä oikeuksia ja tunnustaa, mitä, monimuotoisuus, mitä hyvää monimuotoisuus saa aikaan työpaikoilla. Se pitää varmistaa sama palkka samasta työstä. Meidän täytyy pyrkiä ei vain sulkemaan tämä palkkakuilu sukupuolten välillä, vaan meidän pitää juuria se kokonaan pois.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 Naisia ja miehiä ei pidä kohdella eriarvoisesti. Se paljonko miehet ja naiset saavat palkkaa on yksi mittatikku. Palkkaero EU on noin 16 prosenttia, hieman suurempi kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jotkut katsovat, että kyse on pelkästään siitä, että miehet ja naiset tekevät erilaisia töitä. Mutta mistä johtuu, että ihmiset, jotka päättävät palkoista, varsinkin julkisella sektorilla ja suurissa yrityksissä, ovat jatkuvasti antaneet parempaa palkkaa miehille kuin naisille ja miksi rekrytointikulttuuri on sellainen, että miehiä ja naisia pistetään toimeen eri aloilla. Miehet ovat johtavissa asemassa sekä ammattiliitoissa että yrityksissä, joten vanha eriarvoisuuskulttuuri elää ja voi hyvin. Olen aina saanut innoitusta siitä, että ajattelen pienen tyttären tulevaisuutta. Tämä on viimeinen puheeni Euroopan parlamentissa ja siinä vetoan miesten ja naisten tasavertaisen kohtelun puolesta. Edustaja Lopes Isturis seuraavana. Kiitos puhemies. Äänestin tietenkin tämän päätösosman puolesta. En tietenkään, että vasemmiston halujen mukaan käyttävät tätä poliittisena keppihevosenaan käytetään feminismiä prehistoriallisella tavalla, vaan katson tulevaisuuteen, niin kuin tässä kollega äsken meidän pitää ajatella tulevaisuutta ja tietenkin on ollut epäoikeudenmukaisuutta palkkakysymyksessä naisten kohdalla. Kuulin valtavasti tällaisista tapauksista omassa maassani Monissa Euroopan maissa tilanne on sama. On tuhansia ja tuhansia naisia, jotka kärsivät tällaisesta tästä palkkakuilusta ja meidän pitää loogisestikin tukea heitä ja kansanpuolue niin Espanjassa kuin EU-ssa kannattaa tätä. Paljon kiitoksia. Edustaja Bombard, yksi minuutti. Beaucoup. <clears throat> Merci beaucoup. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat Tämä päätöslauselma on välttämätön. Siinä muistutetaan taloudellisesta rakenteellisesta eriarvoisuudesta miesten ja naisten välillä. Euroopan unionissa palkkaero on 40 prosenttia, jos huomioimme työllisyysasteen ja työmarkkinoille osallistumisasteen. Tämä eriarvoisuus vallitsee myös eläkeasioissa. Naisten eläkkeet ovat 37 prosenttia alle miesten eläkkeiden. Nyt kun äänestämme tästä päätöslauselmasta, niin Euroopassa Mm, vastustetaan äh, eläkeuudistuksia vastaan komission aloitteesta. Presidentti Macron haluaa oman pisteeläkejärjestelmän käyttöön ja naiset tästä ensisijassa kärsivät. Äh, äh, Ruotsissa eläkkeet ovat tällaisen järjestelyn takia laskeneet valtavasti. Haluan välittää tukiviestin ranskalaisille tässä salissa. He ovat taistelleet jo kahden kuukauden ajan ja meidän valtuuskuntamme tukee heitä, jotta tämä huono hanke vedetään pois. Kiitos. Merci, Madame. Edustaja Scheibi, seuraavaksi yksi minuutti. Merci, merci, Madame la Kiitoksia, puhemies. Äänestimme tekstistä, joka liittyy palkka tasa-arvoisuuteen miesten ja naisten välillä. Tekstissä todetaan, että Miesten naisten välinen eläkekuilu on 37 prosentin luokka, 37 prosenttia. Tässä on muitakin mielenkiintoisia asioita Tässä mukana. Tässä verrataan jäsenvaltioihin, jotta he vähentäisivät eläkekuilua miesten naisten välillä ja takaisivat naisille minimi eläketason, joka olisi kohtuullinen minun maassani Ranskassa presidentti Macron on toiminut täysin päinvastoin, kun hän on pyrkinyt uudistamaan eläkejärjestelmää. Naiset ovat tässä suuria häviäjiä siksi, että kun nainen pitää urallaan tauon hoitakseen lapsen esimerkiksi, Taikka mikäli nainen joutuu pakosta tekemään osa-aikatyötä, tämä johtaa siihen, että naiset menettävät pisteitä, jotka määrittelevät eläkeoikeudet. Täällä parlamentissa haluaisin, mikä te sallitte, verrata presidentti Macronin, herra Macron. Tänä päivänä teillä on kaksi valintaa, jotka jatkatte hyvänä oppilaana komissionkin silmissä tai sitten kuuntelette Euroopan parlamenttia joka on demokraattisesti valittu parlamentti. Ja luovutte eläkeuudistusehdotuksistanne. Kiitoksia. Hyvät kollegat, aika on loppumassa käsiin, joten pyydän, että pidätte puheaikoihin. Seuraavaksi edustaja Rail, yksi minuutti. Puhemies, arvon kollegat, mistä me tänä päivänä keskustelemme? Keskustelemme perusperiaatteesta samasta, palkasta, samasta työstä sama palkka. Minun mielestäni tämä on periaate, josta pitää kiinni. Luen kiitos viime aikoina, on saanut tässä hyvin paljon edistystä aikaan. Naisten emansipaatio on toteutunut viimeisten sadan vuoden aikana. Luen kiitos, mutta siitä huolimatta tänä päivänä naiset saavat noin 16 prosenttia keskimäärin päivän palkkaa kuin miehet. Tämä on skandaali. Täytyy kysyä, mistä tämä johtuu. Miksi tilanne on tällainen? Lähinnä on kyse siitä, suoraan sanottuna, että naiset hankkivat lapsia ja siksi naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä ja heillä on huonommat mahdollisuudet saada urallaan ylennys ja vaikeampi heidän on hankkia myöskin pätevyyttä. Me tarvitsemme mielekästä perhepolitiikkaa siksi. Naiset, jotka saavat lapsia, he äh, tarvitsevat tukea. Ja vihdoinkin täytyy ryhtyä kunnallisen perhepolitiikan harjoittamiseen. Ja sitten myöskin palkkaerot katolisissa maissa, kuten Puolassa, ovat paljon pienemmät kuin monissa muissa maissa, jotka ovat vasemmiston käsissä. Tämä näin huomiona. Thank you, colleagues. Normally we should stop now. Minä sanoin että tätä keskusta jatketaan, mutta kaiken täytyy pitää kiinni puheenjohtajan. Edustaja Daily. On todella häpeällistä, että tänä 2020 vuonna naiset saavat 60 prosenttia tunnissa vähemmän kuin miehet tämä ennen kuin edes katsotaan epätasa-arvoista työllistymistä naisten ja miesten välillä, on tietysti Tietysti jatkossakin naiset maksavat äitiydestä, hoitotyöstä, kotitöistä, joka johtaa sitten siihen tilanteen, että syntyy jopa 37 prosentin kuilu eläkkeissä. Tässä on paljon hyvää tässä tekstissä, mutta äänestin tyhjää, koska siinä käsitellään liian pitkään oireita eikä puhuta syihin. Työmarkkinoiden sääntelyn purku, suhteen että tavalla vaikuttaa naisiin ja niin kauan kuin tähän ei puuta, tämä palkkakuilu pysyy. Tässä ei tehdä tarvittavia päätöksiä. Meidän pitää varmistaa kutsua asioita niin oikealla nimellä ja saada asia muutettua. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja huolis. Äh, Kiitos. Tilastot sukupuolten palkkaverosta, palkkaerosta ovat äh, selvät ja tämä on häpeällistä. On tärkeää tunnustaa, että pitkän aikavälin vaikutukset uusliberalistisesta politiikasta EU:ssa lisäävät syrjintää naisia vastaan entisestään ja vaikuttaa äh, tasa-arvoon haitallisesti. On tärkeää vedota komission niin, että se ei edistäisi mitään sellaisia suosituksia, jotka lisäävät epävarmaa työtä, työn sääntelyn purkamista, palkkojen pienentämistä ja julkisten palveluiden purkamista ja sosiaaliturvajärjestelmien purkamista. Kaikki nämä vaarantavat ammattiyhdistykset. Katsokaapa, mikä on oman kotimaani tilanne Irlannin tilanne, kun ajatellaan naisten oikeuksia. Tähän vaadittiin paljon työtä. Naisten ja miesten tasa-arvo liittyy myös laajempaan kontekstiin ja työn arvostamiseen. Tilanteen on muututtava. Kiitos puhemies. Thank you, uh, Madame Brec- Edustaja en nyt näe, joten seuraavaksi puhuu edustaja Fitzgerald, olkaa hyvä. Bearer for equality. EU on aina kannaton tasa-arvoa ja erityisesti tässä tekstissä haluan kiittää niitä kollegoita, jotka tukivat tärkeää päätöslauselmaa ja on ollut hienoa te- tehdä yhteistyötä puolueiden kesken. EPP tukee sitä vahvasti. Vuonna 14 oli suositus ja se oli varsin selkeä, että jos ei tarpeeksi edistystä ole tapahtunut, että vähennettäisiin palkkakuilua, samoin eläkekuilua, joka on 36 prosenttia ja palkka kuuluu 60 prosenttia miesten näistä välillä. Mutta haluan sanoa yrityksille, mm, kansallisille ja kansainvälisille ja yrityksille ja medialle ja hallitukselle, koska pitää herätä, koska tässä direktiivi on tulossa, joka tekee lakisääteeksi, että te teillä on suurempi avoimuus palkkauksen suhteen. Työntekijöille pitää antaa enemmän oikeuksia, mitä tulee palkkaukseen ja pitää pystyä paremmin vertailemaan erilaisia töitä. Tämä on aivan välttämätöntä ja tämä päätöslausuma lähettää vahvan viestin parlamentista siitä, että olemme vakavissamme tässä asiassa, koska kuilu on vain kasvanut joissakin jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun tämä suositus vuonna 2014 annettiin. Thank you. Pan Kolaja. Kiitos. Sitten edustaja Kolaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. We as a dele- Puhemies, Piraattivaltuuskunta äänesti tämän päätöslausuman puolesta, koska palkkaero on vakava kysymys ja siihen on puututtava. Me kuitenkin äänestimme tekstiä vastaan kohdassa 13. Siinä kyse on sukupuolikiintiöistä. Meidän mielestämme nämä eivät ole oikea väline, jolla ratkaista sukupuolten palkkaero. Me katsomme, että osaaminen, taito on pätevyyden keskeinen osuus ja se ei kuulu mihinkään tiettyyn kategoriaan. Aivan niin kuin poliittisessa ohjelmassa mainitaan, pitkän aikavälin ratkaisua tarvitaan, jotta tasa-arvo toteutuu, eikä mitään kiintiöitä. Sen sijaan tulisi ryhtyä toimiin palkka-avoimuuden hyväksi ja esimerkiksi lastenhoitopalveluiden kohtuuhinnan puolesta. Täytyy edistää myös sellaisia sopimuksia, jotka ovat joustavia. Näin naiset voivat osallistua helpommin työmarkkinoille, kun tämä keskustelu on avattu. Ei, me puhumme kiintiöitä vastaan, aivan niin kuin tässä kohdassa 13 todetaan. Edustaja Polchak ei taida olla paikalla, joten edustaja Jones seuraavana. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että viimeinen äänestykseni Euroopan parlamentin jäsenenä oli äänestys tämän päätöslauselman puolesta. Olen tehnyt noin 20 vuotta töitä naisten oikeuksien puolesta ja olen pyrkinyt kuromaan umpeen eläkekuilua ja palkkakuilua. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, mutta työkan puolella on erittäin hieno historia, kun olemme pyrkineet edistämään työntekijöiden oikeuksia ja arvokkuutta ja heidän oikeuksiaan. Olipa sitten kyse täällä tai kotona Walesissa. Jatkossakin toivon mukaan tätä työtä tehdään. Toivon mukaan Johnson ei mieltä oikeuksia riistä. Naiset ja lapset ovat erittäin haavoittavaisia. Olipa sitten kyse palkasta tai väkivallasta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme palkkaerot ja väkivalta saada pysäytetyksi. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet meitä. Jatkamme jatkossakin työtä Walesissa ja kaikilla maailmassa näiden puolesta. Kiitos siitä, että meillä on ollut mahdollisuus taistella ihmisarvoisen kohtelun, solidarisuuden ja tasavertaisen palkkauksen puolesta. Edustaja Howard, yksi minuutti. Madam President, Puhemies, kollegat, on varsin sopiva, että viimeinen äänestys yritys oli tukea tätä mietintöä palkkaerosta. Paljon enemmän tarvitaan tasa-arvokysymyksissä. Meistä tämä on itsestäänselvyys leipäpuolueessa. Asiat ovat helppoja, mutta todellinen tasa-arvo on yhtäläistä palkkaa, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä ja tässä on kaikkein tärkein oppi siitä, miksi tämä on viimeinen äänestyksemme. Koska aina kun edistystä saadaan yhteiskunnassa ja sitä pitää itsestäänselvyyttä, niin silloin takaisku alkaa. Kun sota on voitettu, silloin seuraava taistelu on kulman takana. Suku, palkkaero, sukupuoli osapuolen välillä on ollut todella tiukka tilanne ja sit, ja nyt haluan puhua hiukan ranskaksi. Haluan kiittää niitä täällä parlamentissa, jotka ovat tehneet töitä turvallisuuden puoleen. Ja haluan kiittää eh, henkilökuntaa, Haluan kiittää myös autonkuljettajia ja muita ja haluan kiittää teitä teidän tekemistänne työstä. Ja toivotan teille myös hyvää onnea, hyvää tuuria ja onnea ja, tota, ja vielä mm, näkemiin. Fox, please. Viimeisenä puhuu edustaja Fox. I've on this motion not... Puhemies, minä totta kai äh, välitän palkkaerosta, mutta on muita eroja, joista keskustellaan vielä vähemmän, jotka ovat suurempia kuiluja. Tässäkin talossa on palkkaero. Korkeasti palkatut virkamiehet toisaalta ja sitten on val- pa- matalapalkkaisia sankareita. Siivoojat, kuljettajat, hienot hallintohenkilöt ja kääntäjät. He ovat olleet avuliaita ja ovat auttaneet meitä kaikkia Brexit-puolueessa ja kiitokset tästä. Voimmeko puhua luokkien välisistä palkkaeroista? Työväenluokka Euroopassa on vain köyhtymässä. Usein säästö politiikan takia EU-ssa. He joutuvat maksamaan niistä taloudellisista päätöksistä, joita EU-ssa tehdään ja suositaan suuryrityksiä. Jos joku vastustelee, onpa kyse keltaliiveistä tai liiv-äänestäjistä Britanniassa, niin sitten puhutaan populisteista, äärioikeistosta. Anta, antakaa Brexitin opetuksen olla. Minä pidän nyt viimeistä puheenvuoroani niin se, että älkää demonisoiko omia kansalaisianne. Solidaarisuutta työväenluokan kanssa täytyy löytyä silloin, kun he iskevät takaisin. Ja toivottavasti tämä tapahtuu. Kiitos. Okay, the debate is closed, so... Keskustelu päättyy. Istunnon pöytäkirjat ja myöskin eilispäivän pöytäkirjat toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa. Mikäli ei ole vastalauseita, toimitan täysistunnon aikana hyväksytyt päätösasemat asianomaisille. Istuntokausi keskeytetään. Istunto päättyy. Käytän myöskin, kiitän myös tulkkeja, jotka auttavat meitä työssämme. Oikein mukavaa päivänjatkoa.